Buongiorno. Hyvää iltapäivää kaikille. Me avaamme istuntokauden uudelleen. Edellisen kerran se päätettiin 10. lokakuuta. Pöytäkirjat 9. ja 10. lokakuuta ovat saatavilla. Onko niihin mitään kommentoitavaa? Ei näytä olevan kommentoitavaa, joten pöytäkirjat on tarkistettu. Sitten muutama ilmoitusasia. Informaationa se, että äänestetään artikla 241.4 mukaisesti ja sen mukaan muutokset hyväksytään. Kun on kysymys yhteisistä kannoista sekä Syyrian kriisin äh, varoista, AFET on tätä pyytänyt, samoin kuin myös äh, muutama muu valiokunta. Mikäli 24 äh, tunnin sisällä ei tule mitään huomautettavaa, eikä näin ole ollut, niin yhteinen kanta lähetetään edelleen komissiolle. Kristillisdemokraatit ja sitoutumattomat ovat myös pyytäneet tiettyjä muutoksia, kun on kysymys eri valtuuskuntien jäsenyyksiin. Ja nämä muutokset astuvat voimaan samalla, kun asiakirjat julkaistaan. Kun on kysymys artiklasta 240.16. lokakuuta, tulemme jatkamaan kysymyksiä parlamentin taholta ja nämä lisätään sitten esitys, pöytäkirjaan. Puheenjohtajakokous 16. lokakuuta 2019 on jatkanut neuvotteluita Liben ja Kontin välillä Olemme saaneet yhteisen päätöksen neuvostolta ja komissiolta Rova Korvesista. Hän tulee siis johtamaan näitä. Sitten 241.4 työjärjestyksessä nämä päätökset hyväksytään, mikäli 24 tunnin sisällä tarpeeksi jäseniä tai ryhmiä ole vastustanut. Ja tämä myös sitten julkaistaan tämän kokouksen pöytäkirjoissa. Kertoisin myös, että artikla 72 allekirjoitetaan yhdessä neuvoston puheenjohtajan kanssa. Torstaina allekirjoitamme myös tietyt lait, jotka on hyväksytty normaalin lainsäädäntömenettelyn kautta. Ja tämä, nämä julkaistaan myös pöytäkirjassa. EU ja brittihallitus ja neuvosto viime viikolla hyväksyivät muutokset sopimusneuvotteluissa ja tämä on lähetetty parlamentille tämän päivänä iltapäivänä. Tämän olisi pitänyt tulla perille. Ja puheenjohtajakokous tapaa tänään kello 18, jotta keskustelemme sitä, miten asia viedään eteenpäin. Sitten muutokset esityslistassa. esityslista hyväksyttiin puheenjohtajakokouksessa ja se on myös jaettu teille. No niin, katsotaanpas ensin maanantai. Sosiaalidemokraattinen ryhmä on pyytänyt komissiolta julkilausumaa. Kysymys on seksuaalivalistuksen kriminalisointi Puolassa ja että tämä olisi iltapäivän viimeisenä asiana ennen minuutin puheenvuoroja ja että tästä sitten äänestettäisiin tästä päätöslauselmasta marraskuun ensimmäisessä istunnossa. SND-ryhmä saa esitellä. Honorevole Biendron. Edustaja Biendron. Eh, Presidente Irace, vuole parlare lei? Äh, Iratche, haluatteko te käyttää puheenvuoron? Haluan tukea poliittisen ryhmäni ehdotusta. Mielestäni on tärkeää, että tämä täysistunto pystyy keskustelemaan näin perustavanlaatuisesta kysymyksestä. Kaiken, kaikki, mikä liittyy äh, äh, valistuksen ja koulutuksen kunnioittamiseen, tässä tapauksessa seksuaali opetuksen ja valistuksen kunnioittamisen. Siksi tuen tätä. Kiitokset tästä, hyvä puheenjohtaja Ratche. Äänestämme tästä. Haluaako joku puhua vastaan? Olkaa. Tak, panie przewodniczący, ja chciałbym się sprzeciwić. Nie ma pana posła... Kiitos, puhemies. Minä vastustan. Edustaja Biedron ei ole salissa, koska hän häpeää. Hän häpeää olla täällä. Hyvät naiset ja herrat, Puolassa ei ole kysymys mistään asiakirjasta, joka kieltäisi seksuaaliopetuksen, mutta Puolassa puhutaan yhteiskunnallisesta hankkeesta, joka kuuluu pysäyttäkää pedofilia. Eli se tulisi pysäyttää. Eli te siis vastustatte. Me äänestämme tästä nimenhuutoäänestyksellä. Äänestys alkaa. No votato tutti. Ovatko kaikki äänestäneet? La votazione è chiusa. Äänestys on päättynyt. Tämä on hyväksytty. Allora, eh, ja... E joten komissiolta julkilausuma sitten aiheesta seksuaalivalistuksen kriminalisointi Puolassa. Ja tämä käsitellään tänään ennen minuutin puheenvuoroja. Ja tämän keskustelun päätteeksi tulee päätöslauselma, josta äänestetään marraskuussa. EPP-ryhmä on pyytänyt, että lisäisimme komission lausunnon Euroopan myrskyistä, erityisesti raskat sateet Espanjassa ja Asoreilla Portugalissa. Ja annan puheenvuoron Isabel Benjumea Benjumealle. Kiitoksia puhemies. Haluaisin ryhmäni nimissä ottaen huomioon, että uusi ö, myrsky uhkaa sekä Kataloniaa, Baleareja että Valenciaa haluaisimme 12. ja 15.9.2019 kiinnittää huomiota, että Espanjassa, Mursiassa, Almeriassa ja Alicantessa ja Azoreilla Portugalissa Lorenzo Hurrikaanin seurauksiin kiinnittää huomiota ja niiden aiheuttamiin tuhoihin. Siksi haluaisimme käydä keskustelun niiden seurauksista ja käynnistää solidaarisuusrahaston näiden vahinkojen hyvittämiseksi Espanjassa oli kuolonuhrejakin näiden myrskyjen seurauksena. Kiitoksia. Kiitos. Onko täällä jotain, joka haluaa puhua tätä vastaan? En tule käyttämään meidän aikaamme väärin. En tiedä, onko kukaan vastaan. Meillä on tässä ehdotus, että keskustelisimme kahdesta asiasta, jotka liittyvät ilmastonmuutokseen. Ja mielestäni meidän esityslistallamme on jo ilmastonmuutoskeskusteluja, joten me emme voi ihan joka täysistunnossa keskustella kahta tuntia ilmastonmuutoksen uusimmista ilmenemistä muodoista, mutta haluaisin kuitenkin sanoa EPP-ystävillemme, että Eh, he kenties voisivat tukea hieman kiihkeämmin kaikkia ilmastonmuutoksen vastaisia toimia sen sijaan, että nostaisivat tällaisia yksittäisiä keskusteluna heitä esiinkin. Selvä. Tämä pyyntö on esitetty ja äänestämme tästä nimenhuutoäänestyksellä. Äänestys alkaa. E il voto è chiuso. Äänestys päättyy. Approvato ja se on hyväksytty. Joten lausuntokomissiolta myrskyt Euroopassa ja erityisesti rankkasateet Espanjassa ja hurikaani Asoreilla. Tämä siis vielä maanantaina. Ja maanantaille GUE-NGL-ryhmä on pyytänyt komissiolta lausuntoa Chilen hallinnon toimista, kun kansalaiset osoittavat mieltään säästötoimia vastaan. Tämä olisi kohta kolme esityslistalla, joka tarkoittaisi sitä, että täysistunto venytettäisiin kello 22. Against austerity. Me varmasti kaikki olemme järkyttyneet, kun näimme, mitä Chilen hallitus teki Eli että se käytti armeija eh, muun muassa Santiagossa ja mielestämme meidän tulisi ottaa tähän kantaan, koska tässä kaikki varmasti muistamat synkemmät päivät Chilen, Chilen historiassa. Siksi me haluaisimme tästä komission julkilausuman, miten hallitus toimi mielenosoittajia vastaan, jotka osoittivat mieltään säästötoimia vastaan. Tämä olisi maanantai-iltapäivänä kolmantena aiheena ja silloin istuntoa pidennettäisiin kello 11 asti. Mario. Haluaako joku puhua vastaan? E allora mettiamo ai voti la... Eli me äänestämme tästä pyynnöstä. Nimenhuutoäänestys. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Tämä hylättiin. Joten näin tältä osin esityslista pysyy muuttumattomana. Ajatellen niitä muutoksia, joita tähän on otettu, niin me tulemme pidentämään tämän päivän täysistunnon kello 22. Jos ei kukaan tätä vastusta, niin olemme sitten hyväksyneet tämän. Mitä tulee tiistaihin, niin GUE, NGL ja vihreät ovat pyytäneet, että neuvosto ja komissio antaisivat julkilausumman Katalonian tilanteesta sen jälkeen, kun Katalonian johtajat äh, saivat tuomionsa. Ja vihreän ryhmän nimissä Lamberts. Arvoisa puhemies, kun otetaan huomioon Katalonian ö, valtionmuodon muutos, meillä on edessämme poliittinen ongelma. Ratkaistaanko tällainen poliittinen ongelma kenties oikeuslaitoksen parissa. Mehän toki kunnioitamme Espanjan oikeuslaitoksen päätöksiä, mutta se ei kerta kaikkiaan poliittista ö, ongelmaa ratkaise, eikä väkivalta liioin. Myöskään väkivallalla ei voi poliittisia ongelmia ratkaista, eikä painostuksella, mutta tämä nimenomaan on se syy, miksi me olemme sitä mieltä, että poliittisiin ongelmiin on vain poliittinen ratkaisu, ja siksi meidän parlamenttimme täytyy antaa esimerkkiä ja keskustella tästä tyynesti argumentoiden tilanteesta, joka vallitsee tärkeässä jäsenmaassa te tulette varmasti sanomaan minulle, että kaikki 28 jäsenmaata ovat yhtä tärkeitä ja itsekin tulen pienestä jäsenmaasta, joten siitä on helppo olla samaa mieltä, mutta me tarvitsemme tyyntä ja rauhallista argumentoitua keskustelua, jotta voimme antaa oman panoksemme poliittisen ratkaisun löytymiseen Katalonian tilanteeseen. Kiitos. No niin, tämä oli siis puheenvuoro puolesta. Onko täällä ketään, joka haluaa puhua vastaan? Olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies. Hyvää iltapäivää. Me olemme sitä vastaan, että tämä keskustelu käydään, koska siinä ei ole mitään järkeä, että tässä parlamentissa käsitellään yhden jäsenmaan sisäistä kysymystä, sellaisen jäsenmaan, jossa demokratia toimii täydellisesti. Espanja on moderni, avoin, vakaa ja läpinäkyvä demokratia. Espanja on sosiaalinen oikeusvaltio, jossa <clears throat> vallan kolmijako toimii täydellisesti. Kaikki espanjalaiset tietävät, että kun lakia vastaan rikotaan, täytyy kantaa seuraukset. Kaikki kansalaiset ja erityisesti poliitikot me, kaikkien kansalaisten, erityisesti poliitikkojen velvollisuutena on kunnioittaa lakeja. Ja tällaisista asioista ei voi keskustella tässä parlamentissa eikä missään muussa demokraattisessa valtiossa. Nyt täytyy saada jännitys laskemaan Kataloniassa ja rinnakkain elo jälleen rauhanomaiseksi. Kiitos. Kosa? Mitikä? Edustaja Monserrat, mitä te haluatte sanoa? Okei, okay. anche io, l'IPP minä haluaisin äänestää tätä vastaan. Mm, saanko puhua? Majoritario. Ette, y- yksi ja yksi. Eh, eh mi scusi, onorevole, conosce il regolamento. Uno e uno. Eh, metto... Mutta mehän olemme suuri ryhmä tässä parlamentissa. Yeah. No, anteeksi nyt vain edustaja, mutta vain yksi vastaan, yksi ö, puolesta puheenvuoro. Nyt äänestämme tästä. Äänet puolesta. Ja vastaan tyhjää. Ja tämä hylättiin. Joten esityslistaa ei muuteta. Tiistai yhä vielä. Anteeksi, anteeksi. Ei tässä tarvitse todellakaan tarkistaa äänestystä. kehottaisin äh, teitä nyt rauhoittumaan. Appunto, sto dicendolo. Olkaa nyt hyvä, istuutukaa. Minä pyytäisin, että myös äh, yleisön lehtereillä istutaan. No niin. GUE-ryhmä on pyytänyt, pyytänyt Ma io posso anche metterla i voti, però eh, era... No, selvä. Voimme me äänestää, mutta siis se äänestys oli ihan selvä. Se oli täysin selvä. Eh, scusi, parli, mm, il microfono. Ja voisitteko tyystävästi puhua mikrofoniin? Mr. President, it appears according to puhemies. Teidän sääntönne mukaan tämä, täällä on äänestetty keskustelua vastaan, ainoastaan keskustelua vastaan, kun puhutaan Katalonian tilanteesta. Ja kyllä edustajat saavat tietää sen marginaalin, e, jolla tämä päätös tehtiin. No votato, kollegi. Niin, mitä te ajattelette, mitä, miten teidät, teidän kolleganne äänestivät äh, keskustelun puolesta? Pyydän teitä tarkistamaan. Sulla proposta. Selvä. Tarkistamme koneellisesti. Eli äänestämme uudelleen Guen ja vihreiden ehdotuksesta. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Respinta. Hylätty. Epäilittekö te tätä tulosta? Ei tässä ollut epäilyksen häivääkään. No, GUE-ryhmä on pyytänyt myös eh, komissiolta ja neuvostolta julkilausumaa tilanteesta maahanmuuttajien asema Bosniassa, erityisesti Bihakissa, ja että tämä otettaisiin esityslistalle tiistai-iltapäivänä numerona kuusi – sen jälkeen, eh, kun eh, neuvosto on eh, puhunut tilannekat- esittänyt tilannekatsauksen äh, tuloverotietojen ilmoittamisesta. USA esittää. Kiitos, hyvät kollegat. Pyyntö viittaa humanitaariseen katastrofiin, nimittäin Wichakin pakolaisleirin Bihacin lähellä Pohjois-Bosniasta on epätoivoisesti yritetty saada tukea hallitukselta, mm, rahoitusta mutta ilmeisesti elintarvikkeet ja vesi on loppunut. Samoin lääkkeitä ei enää ole. Eli tästä päivästä lähtien 2000-2500 ihmistä ei enää hoideta, jotka jo asuvat kaatopaikalla. Pihats on kääntynyt EUn puoleen, mutta tilanteeseen ei ole puututtu. Butchakin tilanne on ollut tiedossa jo vuoden ajan. Me olemme täälläkin siitä keskustelleet ja ihmisoikeuskomissaari on myös kiinnittänyt huomiota tähän kysymykseen. Minä pyydän teiltä. Tässä on todellakin hätäavusta kysymys ja siksi me haluaisimme kuulla komissiota tai neuvostoa tästä asiasta. Kiitos. Kiitos. Haluaako joku puhua vastaan? Olkaa hyvä madam president e olen erittäin tyytyväinen että gue on nostanut tämän asian esille koska tämä on erittäin huolestuttava aihe mutta me haluamme kuitenkin tätä käsitellä äh, huolellisemmin täällä täysistunnossa. siksi olisi tehokkaampaa että meillä olisi myös päätöslauselma tähän liittyen ja tätä voitaisiin käsitellä sitten täysistunnossa äh, seuraavan kerran. Tämä olisi minun ehdotukseni, jotta me voisimme käydä perusteellisempaa keskustelua ja tehokkaampaa toivottavasti myös. Kiitos. Nyt sitten äänestämme tästä pyynnöstä. Nimenhuutoäänestyksenä äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Ja se on hylätty. Näin tältä osin äh, esityksestä pysyy ennallaan. Vihreä ryhmä on pyytänyt äh, äh, komission ja neuvoston julkilausuma liittyen laajentumisiin Makedoniaan, Pohjois-Makedoniaan ja Albanian kanssa, että tätä siirrettäisiin torstaiksi. Kiitoksia puhemies. Neuvoston perjantaina tai torstai-iltana tekemä päätös siitä, että ei avata Pohjois-Makedonian ja Albanian kanssa liittymisneuvotteluja on mielestämme erittäin huolestuttava signaali. On selkeää, että näissä maissa on halu aloittaa neuvottelut ja heille on myös annettu toivoa kesällä. Ja on äärimmäisen tärkeää, että tämä parlamentti hyvin selkeästi ilmaisee kantansa siihen. Ja päätöslauselma olisi paljon voimakkaampi tapa ilmaista meidän kantamme suhteessa neuvoston viime viikkoisiin johtopäätöksiin. Siksi minä toivoisin, että parlamentti tosiaan hyväksyisi tämän päätöslauselman. Kiitos äh, puheenjohtaja Lammers. Kuka haluaa puhua vastaan? Jotti kukaan. Sitten voimme äänestää tästä kättä nostamalla äänet puolesta. Äänet vastaan. Tyhjää. Ja tämä on hyväksytty. Keskustelu. Öö, neuvotteluiden käynnistämisessä Pohjois-Makedonian ja Albanian kanssa. Tämä keskustelu tullaan päättämään öö, päätöslauselmalla ja sitten sitten sitä äänestetään torstaina. GUE Angel on pyytänyt myös keskustelua YK korkean tason poliittisen julistuksen yleiskattavasta terveydenhuollosta, tämä keskustelu päättyisi julkilausumaan ja sitä äänestettäisiin marraskuun ykkösessä. Edustaja Ferreira, olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies. GUE NGL-ryhmä ehdottaa, että keskiviikkona illalla keskusteltaisiin terveyspalvelujen universaalisuudesta ja laadittaisiin päätöslauselma, joka hyväksyttäisiin marraskuun ensimmäisessä, ensimmäisessä istunnossa. Kiitos. Haluaako joku puhua vastaan? Ei. Äänestämme tästä kättä nostamalla äänet puolesta. Vastaan. Tyhjään hylätty. Järjestyslista pysyy tältä osin muuttumattomana. Keskiviikolle ID-ryhmä on pyytänyt äh, lausuntoa neuvostolta ja komissiolta liittyen kristittyjen vainoon Algeriassa, että se otettaisiin esityslistalle äh, ennen kuin käsitellään neuv- liittymisneuvotteluita Pohjois-Afrikan ja Albanian kanssa. Arvoisa puhemies, kaikkialla Afrikassa ja Lähi-idässä hyökkäykset kristittyjä vastaan lisääntyvät. Algerian kristityt ovat öö, olleet öö, neuvoston ja komission julkilausumankin kohteena. Haluaako joku puhua tätä vastaan? Ei. Äänestämme Nimenhuutoäänestyksellä äänestys alkaa. Hanno votato tutti la... Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Ja tämä on hylätty. Ja tältä osin on muuttumaton. Torstalta EPP-ryhmä on pyytänyt, että keskustelu Ugandasta ja erityisesti lakertus kuolemanrangaistuksen langettamisesta homo- homoseksuaalista teosta otettaisiin pois esityslistalta. Annan puheenvuoron edustaja Gaalerille, että hän esittelee ehdotuksensa. Yes, colleagues, uh, an urgent... Kiitos kollegat. Tämä on kiireellinen kysymys. Jotain kielteistä tulee tapahtumaan kun tämä tuli esityslistalle, niin me tarkastimme tilanteen myös Kampalassa ja meille kerrottiin, että parlamentti tai hallitus Ugandassa ei tällä hetkellä aio ottaa tätä lainsäädäntöä uudestaan käyttöön. Se hylättiin protestien jälkeen. Eli meidän mielestämme tämä ei ole mikään kiireellinen kysymys tällä hetkellä. Minä tunnen kollegat tästä maasta ja pelkään pahoin, että jos keskustelemme asioista, jotka ovat heidän esityslistallaan, niin se varmasti sitten johtaisi siihen, että tulos olisi aivan päinvastainen. Meidän pitää tarkkailla, mitä saattaa tapahtua tulevaisuudessa, mutta tällä hetkellä ei ole mitään kiireellisyyttä, koska tällaista lainsäädäntöä ei ole suunnitteilla. Kiitos. Haluaako joku puhua tätä vastaan? Olkaa hyvä. And I, of course, understand the reasoning. Kiitos puhemies. Minä totta kai ymmärrän EPP-ryhmän argumentin. Hehän ehdottivatkin tätä kiireellisen asian käsittelyn. Me olemme samaa mieltä siitä, että tuo otsikko ei enää pidä paikkaansa. Vastustamme sen ottamista pois esityslistalta. Kannatamme otsikon muuttamista LGBTI-henkilöiden tilanne Ugandassa. olisi siis uusi otsikko. Kiitos. Nyt äänestämme tästä. Kättä nostamalla äänet puolesta. puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tarkistamme tämän koneellisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Se on hylätty. invariato, però c'era una richiesta dell'onorevole Piri. Esityslista on muuttumaton tältä osin. Edustaja Piri pyysi, että muutettaisiin tämän kohdan otsikkoa. Voisitteko te selittää hieman paremmin, mitä tarkoititte? So the new title would be... Uusi otsikko olisi LGBTI-henkilöiden tilanne Ugandassa. Per alzata di mano chi a favore. Selvä, niin kättä nostamalla puolesta. Vastaan. Tyhjää. Se on hyväksytty. No niin. Sitten vielä torstaita. ECR, ei anteeksi, Renew-ryhmä on pyytänyt, että että siirretään torstaita keskiviikolle äänestykset 112 säännön mukaan. I'll do it. Uh, thank you, Mr. President. Uh, I would like to... Kiitos puhemies. Sääntö 112. Tässä pitäisi tämä B-äänestys siirtää torstailta keskiviikolle. Ja tähän tietysti tarvitaan määrä enemmistö, jotta se menee läpi. No, interviene in senso contrario? nach Rücksprache mit dem Antragsteller niin. einen Kompromiss vorschlagen. Beide Ehdottajan kanssa keskustellut Haluaisin ehdottaa kompromissia. Molemmat näistä ovat teknisesti hyvin monimutkaisia, joten olisimme toki iloisia kaikesta mahdollisesta lisäajasta asiantuntijoiden kanssa keskustelemiseen, mutta mehiläisten suhteen tarvitsemme tosiaan määrä enemmistön ja sen takia ö, suostumme siihen, että se siirretään keskiviikolle, mutta haluan kuitenkin selventää, että kromi trioksidiasia voi hyvin jäädä torstain esityslistalle, koska siihen määräenemmistöä ei tarvita. Eli jos ehdotus on tämä, että pelkät mehiläiset siirretään keskiviikkoon, niin voimme kannattaa sitä. Onko edustaja Turvalds samaa mieltä? Honorevole Torvalds. Edustaja Turvalds edustaja Torvalds. Oletteko te samaa mieltä? Kyllä, kyllä. No selvä. Sitten äänestämme tästä. Kie. Eli Liisen tekemä ehdotus. Äänet puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tämä on hyväksytty. joten äänestämme tällä tavoin. Tämä siis äh, siirret, äh, kromi siirrettiin keskiviikolle. ECR-ryhmä ja tarpeellinen määrä muita jäseniä on pyytänyt, että esitettäisiin suullinen kysymys sisämarkkinoiden toiminnasta. Annan puheenvuoron edustaja Slotowskille niin, että hän voi esitellä ECRn pyynnön. Tak, szanowny panie przewodniczący. E, parlament... E, Kiitos arvoisa puhemies. Viime lainsäädäntökaudella Euroopan parlamentti hyväksyi liikkuvuuspaketin. Siinä muutettiin komission ehdotusta huomattavasti. Kolmikantaneuvottelut ovat tällä hetkellä käynnissä, mutta kuitenkaan ei ole tarkistettu, miten nämä uudet säännöt vaikuttavat sisämarkkinoihin, muun muassa työpaikkoihin sisämarkkinoilla ja myös hintoihin, koska liikkuvuuspaketin käyttöönotto tulee johtamaan siihen, että hinnat nousevat. Me toivoisimme, että komissio tarkastelisi liikkuvuuspaketin vaikutuksia niin, että meillä olisi ikään kuin tällainen vaikutusten arviointi ja tästä pitäisi tehdä myös nimenhuutoäänestys. äänestys. Haluaako joku puhua vastaan? Olkaa hyvä. Uudförande. Kiitos eh, puheenjohtaja. Keskustelu liikkuvuuspaketista on ollut eh, hyvin eh, ristiriitainen monien vuosien ajan. Ja se on yhä vielä ristiriitainen kysymys sekä parlamentissa että neuvostossa. Tämä parlamentti on kahdessa äänestyksessä vastuuvaliokunnassa Tranissa päättänyt käynnistää kolmikantaneuvottelut neuvoston kanssa. Näitä neuvotteluita ei tule myöhästyttää enempää tekemällä vielä uusi vaikutuksen arviointi. Komissio on ollut myös ja neuvosto hyvin selkeä siinä, että meidän tulee vastata nimenomaan niihin kysymyksiin, joita ECR on esittänyt, että se tehtäisiin kolmikantaneuvotteluissa. Joten siltä osin en usko, että tarvitsemme keskustelua tänään. Se ei täytä mitään tehtävää, vaan tämä hoidetaan kolmikantaneuvotteluissa. Selvä. Kättä nostamalla äänestämme. Äänettä äh, Slotowskin ehdotuksen puolesta. Trario. Vastaan. Tyhjä. No tämä on hylätty, mutta voimme tarkistaa vielä. votazione. Niin, niin, minä sanoin, tarkistetaan. La votazione chiusa. Äänestys päättyy. Tämä on hylätty. Esityslista on muutet, muuttumaton. Olkaa hyvä. Me pyysimme nimenhuuto äänestystä, mutta te vain tarkistitte. Tämä ei ollut nimenhuutoäänestys. Sensi regolamento dell'onorevole Panza. Niin. Työjärjestyksen mukaan, olkaa hyvä. Ähm kahdestoista lokakuuta kun on kysymys asetuksesta ja siis keskustelusta 12. lokakuuta murhattiin henkilö Erin Karaf hän oli syyrialaisen puolueen puheenjohtaja. Hän työskenteli suuren projektin parissa, jonka tarkoitus oli edistää rauhaa. Tiedetään, ketkä ovat vastuussa tästä murhasta. Vastuussa on islamistinen ryhmä Al-Nusra terrorijärjestöstä – ja py- va- ollaan sitä mieltä, että tätä murhaa oli pyydetty Ankarasta käsin. Jos ajatellaan, mikä suuri tappio tämä murha on, ja jos ajatellaan myös sitä luetteloa, jota meillä on ollut Saharov-palkinnon saajille, ja tämä henkilö on ollut sillä ehdokaslistalla, niin minusta ajatellen myös sitä, että, että olisi hyvin kiireellistä, että me tuomitsemme Turkin tästä ja otamme tämän asian esiin, koska kysymys tässä on ihmisistä, jotka ovat taistelleet isistä vastaan. Kiitos. Es, nyt olemme, äh, tai nyt meillä on komissiolta äh, seuraavaksi julkilausuma. Kysymys on Thomas Cook-konsernin konkurssin vaikutuksista. Could I ask everyone move to, um... Voisinko pyytää, että siirtyy sitten käytäville käymään henkilökohtaisia keskusteluja, niin meidän täytyy jatkaa istuntoa nyt kun esityslista on hyväksytty. arvoisat kollegat nyt äh, käynnistämme esityslistan ensimmäisen keskustelun joka on komission julkilausuma thomas cook konsernin konkurssin vaikutuksista. Ja ennen kuin äh, avaan tämän keskustelun niin haluan ilmoittaa että pyynnöstä myönnettäviä puheenvuoroja ja sinisen kortin kysymyksiä koskevat pyynnöt voidaan esittää käyttämällä joko vakiintunutta rekisteröintitapaa tai uutta järjestelmää jonka avulla jäsenet voivat rekisteröidä pyynnöt sähköisesti. niinpä pyydänkin että otatte aina mukaan äänestyskorttinne koska voitte tarvita niitä sinisen kortin kysymyksiin. ja jos sitten haluatte pyytää pyynnöstä myönnettävää eli niin sanottua catch the eye puheenvuoroa voitte tehdä sen jo nyt eikä vasta keskustelun lopussa. eli sinisen kortin puheenvuorot ovat käytettävissä heti kun komission jäsen on eh, puhunut ja nyt sitten tässä lievässä melussa haluaisin kuitenkin kääntyä komission puoleen. meillä on täällä thomas cook konsernin konkurssin vaikutuksista keskustelu ja haluaisin antaa puheenvuoron komission jäsen thyssenille olkaa hyvä. Uh, arvoisa puhemies arvon parlamentin jäsenet Komissio on eh, todellakin eh, huolestunut eh, Thomas Cookin tilanteesta. Matkailu on erittäin tärkeä elinkeino Euroopalle. Se vaikuttaa tai tuo mukanaan noin 10 prosenttia suoraan tai epäsuoraan meidän bkt ja laskee noin, ja siitä on työssä noin 25 miljoonaa ihmistä. Joillekin eurooppalaisille alueille. Matkailu on pääelinkeino. Matkailusektori sektori äh, on yhteydessä moniin muihin äh, sektoreihin. Yksi euro äh, on lisäarvo matkailussa muualle. Tällä sektorilla ei ole ainoastaan vain suuria toimijoita. 2,2 miljoonasta yrityksestä, jotka ovat aktiivisia matkailun alalla niistä 90 prosenttia ovat PK-yrityksiä. Näiden tekijöiden yhtenäisyys ei tee matkailusektorista ainoastaan hankalaa ja monimuotoista, mutta myös sektorin, joka vaikuttaa hyvin moniin muihin sektoreihin. Thomas äh, Cookin konkurssi äh, osoittaa tämän hyvin selvästi. Se osoittaa jälleen kerran, että matkailu ja matkailuteollisuus vaatii äh, integroiden lähestymistavan kaikkiin Euroopan politiikan aloihin. Me olemme keskustelleet jäsenvaltioiden kanssa keskustellaksemme vaikutuksista yrityksiin, työpaikkoihin ja matkailijoihin, joihin tämä on vaikuttanut. Ja olemme myös yrittäneet jakaa informaatiota siitä, minkälaista apua Euroopan unioni voi antaa. Eurooppalaisia välineitä äh, on käytettävissä eri politiikan sektoreilla ja sitä kautta voimme tukea myös jäsenvaltioita. Ensinnäkin voimme yrittää välttää, äh, välttää vaikutuksia, joita tulee äh, ihmisille, jotka menettävät työpaikkansa. Eli esimerkiksi globalisaatiorahasto on yksi, joka on hyvin vahva osoitus solidaarisuudesta. Se antaa tukea erotetuille työntekijöille niin, että he voivat löytää uusia työpaikkoja. Globalisaatiorahastona voi ottaa käyttöön jäsenvaltio tietyin ehdon ja komissio on valmis auttamaan jäsenvaltioita. Sen lisäksi Euroopan sosiaalirahasto voi myös tukea näitä erotettuja henkilöitä saamaan esimerkiksi uuden koulutuksen. Kohesio, muita kohesiopolitiikan välineitä voidaan käyttää tietyillä alueilla. Esimerkiksi kehitysrahasto erityisesti voisi olla yksi tärkeä väline, jolla autetaan ne niitä alueita, joilla on ongelmia globalisaation, luonnon katastrofioiden ja muiden asioiden kanssa. Tai myös alueita, joiden täytyy monimuotoistaa elinkeinoaan, esimerkiksi välttää liiallista riippuvuutta matkailusektorista. Ja kansalliset viranomaiset hoitavat yhteydet tähän rahastoon. Kolmanneksi meillä on äh, Euroopan unionin äh, valtion tuki keinot, joilla annetaan jousto mahdollisuuksia valtioille tukea yrityksiä, kun on kysymys äh, ennalta odottamattomista olosuhteista. Jäsenvaltiot voivat luoda erilaisia ohjelmia, joilla tuetaan PK-yrityksiä, joilla on taloudellisia ongelmia. Tämä, tästä ohjelmasta täytyy luonnollisesti ilmoittaa komissiolle ja se täytyy tulla myös hyvästä hyväksytyksi. Neljänneksi, mitä tulee matkustajien oikeuksiin. Meillä on pakettimatkadirektiivi, joka velvoittaa pakettimatkojen järjestäjät huolehtimaan siitä, että matkailijat palautetaan lähtöpaikkaan ja että heille maksetaan takaisin matkat, joita ei ehditty järjestää. Palauttaminen toimi erittäin hyvin kaikille Thomas Cookin matkustajille – Komissio arvioi tällä hetkellä, miten jäsenvaltiot ovat nyt toteuttaneet pakettimatkadirektiivin lainsäädännössään, ja komissio seuraa myös, millä tavalla se on mahdollisesti myös tukenut tilannetta. Me tulemme informoimaan tästä parlamenttia tammikuussa 2021. Hyvät parlamentin jäsenet, muistuttaisin teitä myös meidän ehdotuksestamme matkustajien oikeusasetuksesta. Asetus 261 2004. Ja tämä, tällä asetuksella me pyrimme helpottamaan ja parantamaan tehokkuutta sekä johdonmukaisuutta matkustajien oikeuksien huomioon ottamisessa ja että se huomioidaan myös lentoyhtiöiden talouksissa. Tämä ehdotus, joka on vielä toimielinten välisessä menettelytavassa, ei anna mitään erityisiä sääntöjä, kun on kysymys lentoyhtiöiden konkurssista. Mutta julkilausumassa vuodelta 2013 komissio ehdotti koko joukkoa tiettyjä pehmeämpiä toimenpiteitä. Meillä on tiettyjä välineitä, joilla voimme vähentää negatiivisia vaikutuksia, joita syntyy tällaisista. Esimerkiksi se, että tarjotaan matkailijoille tällaista hätäapua. Ja näin tehtiinkin nyt. Sen lisäksi kansalliset viranomaiset ovat myös aktiivisesti huolehtineet siitä, että heidän rannalle jääneet matkustajansa, kansalaisensa ovat päässeet kotimaahan. Siitä huolimatta kansalaisilla saattaa tai matkustajilla saattaa vieläkin olla tiettyjä ongelmia. Nykyisten kokemusten ja mekanismien valossa komissio tutkii tällä hetkellä eri vaihtoehtoja ja mahdollista seurantaa tälle 2013 asetukselle, mikäli lentoyhtiö menee konkurssiin. Paljon komissaari Täyssenille. Ja sitten haluaisin kutsua ryhmien puheenjohtajat puhumaan ja ensimmäiseksi antaisin puheenvuoron epp ryhmän nimissä rosa estaras ferragutille. kaksi minuuttia olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies Tänään meillä on EPPn ehdotuksesta keskustelu, jotta Euroopan parlamentti pohtisi Thomas Cook-konsernin konkurssia tämä ö, ö, yritys oli olemassa 168 vuotta ja selvisi kahdesta maailmansodasta, mutta ei digitalisaatiosta, Brexitistä eikä tästä uudesta 2000-luvun maailmasta. Tämä oli loppujen lopuksi 100, 150 miljoonan yritys ja 22 000 työntekijää ja oma alueeni Balearit on yhdessä Andalusian ja Katalonian ja Kanarian saarten kanssa on yksi niistä alueista, jotka eniten kärsivät tästä konkurssista. Ja sinne myös näille alueille jäi myös eniten turisteja tuolloin konkurssin tapahtuessa konkurssi tuo ongelmia paitsi hotelleihin, myös liikennesektorille ja koko talouteen. Niinpä onkin äärimmäisen tärkeää vaatia, että komissio ja tämä parlamentti keskustelisivat hyvin syvällisesti matkailusta ja laatisivat strategian. Sektori todella vaatii meiltä eurooppalaista matkailustrategiaa, jotta turismi- ja matkailusektori voisi selviytyä digitalisaation asettamista haasteista. Se on kuitenkin 4 prosenttia Euroopan unionin taloudesta tämä matkailusektori. Meidän täytyy pohtia, miten Euroopan talous pystyy lieventämään suurten konsernien konkurssien vaikutuksia ja myös kuluttajien oikeudet ovat tärkeä näkökulma. Täytyy, olisi täytynyt tässä kriisissä enemmän tehdä ennaltaehkäisevää työtä ja koordinoida paremmin. Tietysti tällaisissa yrityksissä on valoisia puolia ja varjopuolia, ja esimerkiksi Balearien saarilla on ollut huonoa koordinointia ja ongelmia, mutta on erittäin tärkeää pohtia tiettyjen toimijoiden roolia konkurssin tapahtuessa toivon, että arvoisa komission jäsen, että voisimme globalisaatiorahastosta ja sosiaalirahastosta vapauttaa varoja. Voitaaksemme lieventää ennen kaikkea tämän tapahtuman inhimillisiä seurauksia. Kiitoksia. Kiitoksia edustaja Estaras Ferragut. Ja sitten edustaja Kristel Schaldemose SND-ryhmän nimissä myöskin kaksi minuuttia. Olkaa hyvä. Tack för det Kiitos. Minä haluaisin myös tuoda esiin solidaarisuuteni Thomas Cookin työntekijöiden kanssa ja myös matkustajien kanssa, jotka kokivat näitä negatiivisia äh, asioita konkurssin yhteydessä. Thomas Cook on vuosikymmenten ajan ollut valtavan suuri yritys, joka on kuljettanut äh, valtavan paljon matkustajia ympäri maailmaa ja nyt sitä ei enää ole. Tämä konkurssi osoittaa meille myös, että äh, jos ei ole kunnollisia sääntöjä olemassa Euroopassa, niin emme kykene suojelemaan työntekijöitä ja matkustajia. Ja mehän haluamme näin tehdä, mutta me tiedämme, että vuoden 2017 jälkeen useampi yritys on mennyt konkurssiin ja se on vaikuttanut meihin täällä Euroopassa. Eli meillä ei ole tarpeeksi lainsäädäntöä. On hienoa, että meillä on rahastoja, jotka voivat auttaa, se on parempi kuin ei mitään, mutta me sosiaalidemokraatit toivomme, että me parantaisimme lainsäädäntöämme tällä sektorilla. Meidän mielestämme me tarvitsisimme laajaa yhtenäistä kansainvälistä tavallaan säädäntöä meidän matkailuyrityksillemme. Euroopassa täytyy olla turvallista matkustaa ja olla turvallista tehdä töitä. Ja näin kävi nyt näille, jotka työskentelivät Thomas Cookissa ja muissa konkurssiin menneissä matkailuyrityksissä. Täytyy tapahtua enemmän. Me tarvitsemme paremmat säännöt myös matkustajaoikeuksiin ja meidän täytyy päästä eteenpäin tässä. Euroopan parlamentti on käsitellyt asiaa ja meillä on tehty täällä ehdotuksia ja nyt neuvosto käsittelee asiaa. Mutta meidän mielestämme me tarvitsemme enemmän kuin mitä meillä tällä hetkellä on. Ja se, miten me voimme auttaa, kun tapahtuu konkursseja näin suurissa yrityksissä, jotka iskevät sitten ja vaikuttavat hyvin moniin ihmisiin. Joten eh, meidän täytyy huolehtia meidän kuluttajistamme ja meidän eh, työntekijöistämme niin, että he ovat turvassa, kun he matkustavat Euroopassa. Kiitokset edustaja Schaldemose. Ja sitten edustaja Jose Ramon Bausa Diaz eh, uudistuva eurooppa ryhmästä teillä on kaksi minuuttia myöskin olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies. Haluaisin aloittaa puheen puheenvuoroni kiinnittämällä komission huomiota siihen, että tänään ei keskustella Thomas Cook-konsernin konkurssista, vaan nimenomaan siitä, miten tämä konkurssi on vaikuttanut tuhansiin henkilöihin ja tiettyihin alueisiin. Henkilöillä on etunimet ja sukunimet ja myös näillä alueilla on nimet Balearien saaret, Kanarian saaret ja niin edelleen. Ja tämä johtuu siitä, että yksi yritys, joka tiesi vallan hyvin tunteja aiemmin ennen kuin se meni konkurssiin, että konkurssi oli tulossa. Minä haluaisin nyt puhua kaikkien niiden tuhansien matkailijoiden puolesta, jotka ö, panivat parhaat, vuoden parhaat odotuksensa ö, lomamatkaansa ja joutuivat pettymään. Ja kaikkien niiden kuluttajien puolesta, jotka eivät tänäkään päivänä vielä tiedä, saavatko he rahansa takaisin. Ja haluaisin myös puhua kaikkien niiden työntekijöiden puolesta, jotka keskellä yötä kahdelta yöllä näkivät, miten heidän työn paikkansa katosivat. Monet heistä ovat erinomaisia ammattilaisia ja tänä päivänä monet heistä yhä ovat töissä, vaikka eivät saakaan rahaa, koska he eivät yksinkertaisesti tiedä, miten heille tapahtuu työlainsäädännön puitteissa ja miten tämä asia loppujen lopuksi ratkeaa ja miten oikeuslaitos tulee päättämään heidän tulevaisuudestaan. Haluan myös puhua kaikkien niiden matkailuoppaiden ja kuljettajien puolesta, jotka eivät tiedä, miten heille tulee käymään. Nyt on komissiolla tärkeä hetki, eikä kyse ole pelkästään sanoista, vaan teoista. Nyt haluan Renew Europe-ryhmän nimissä sanoa kaikille heille, että me emme tule jättämään heitä yksin, vaan menemme loppuun asti tässä kysymyksessä, sillä tällaisia tilanteita ei kertakaikkiaan voi tapahtua. Meidän täytyy saada aikaan konkreettisia toimenpiteitä. Balearien saarilla Minulla on ollut kunnia olla tuon autonomisen alueen presidenttinä ja olen voinut seurata, miten aktiiviset julkiset politiikat ovat voineet suosia matkailusektoria. Nyt on kiire, tulevaisuus on kiinni vain meistä. Kiitoksia puhemies. Kiitos edustaja Bausa Diaz. Ja sitten vihreiden ja Euroopan vapaan allianssin puolesta puolitoista minuuttia edustaja Catherine Rowett, olkaa hyvä While thousands of holiday... Tuhannet lomalaiset eivät päässeet kotiinsa ja tuhannet menettivät työpaikkansa, kun Thomas Cook meni konkurssiin. Jotkut ostonhoitajat olivat sitä mieltä, että tämä oli taas vain uusi bisnesmahdollisuus kaksi yritystä tienasivat yli kaksi miljoonaa puntaa, kun Thomas Cook meni konkurssiin. Nämä kapitalistit investoivat äh, rahastotuotteisiin, josta saa äh, rahaa, kun toinen yhtiö menee konkurssiin, niin kuin Thomas Cookin tapauksessa. Mutta vaikka tämä onkin kapitalismin, niin tässä pitäisi katsoa, miten tähän päädyttiin. helleaallot ja Brexit olivat syynä heidän mukansa sille, että yritys meni konkurssiin. Eli ilmastokysymys ja Brexit olivat mukana tässä tarinassa halpat lentohinnat lämmittävät meidän ilmastomaamme ja tätä kautta monet kohteista ovat sellaisia, että siellä on sietämätöntä loma-aikoina. Meidän täytyisi kehitellä uusia lomamuotoja, jotka korvaavat sitten olemassa olevan mallin kun puhutaan vanhasta järjestelmästä, menetetyistä työpaikoista, sen täytyy kulkea käsi kädessä muutoksen kanssa, kun puhutaan turvallisesta tulevaisuudesta. Edustaja Rowett, äh, kiitos puheenvuorosta. Teille on esitetty sininen kortti ja sen on esittänyt äh, edustaja Longworth. Olenko oikeassa? Ja äh, edustaja Rowett, hyväksyttekö tämän sinisen kortin? kyllä edustaja rowett hyväksyy sen. teillä on puoli minuuttia edustaja olkaa hyvä. Oh, thank you. Kiitoksia. Voiko kysyä rouva Rowettilla, mitä todisteita hänellä on siitä, että että halpalentoyhtiöt edistävät ilmastonmuutosta. Mitä osaatte sanoa näistä halpalentoyhtiöistä? Uh, Halpalentoyhtiöt eivät uh, oikealla tavalla mittaa niitä vaikutuksia, joita ilmailu aiheuttaa ilmastolle, joten sen vuoksi halpalentoyritykset uh, erityisesti vaikuttavat siihen, että lennetään enemmän kuin mitä me voimme kestää ilmastonmuutosaikana. Ja en minä tässä äh, estä mitään lomia, vaan minä sanon, että meillä pitää olla kunnollisia kuljetus- tai liikkumiskeinoja, jotka ovat maksettavissa, mutta jotka eivät samalla kiehuta planeettaa. No niin, sitten voimme siirtyä puheenvuorolistalla eteenpäin ja haluaisin antaa puheenvuoron ID-ryhmän nimissä edustaja Markus Buchheitille. Teillä on puolitoista minuuttia, olkaa hyvä. Danke, Frau Vorsitzende. Die Grün... Kiitos puhemies kun puhutaan Thomas Cookin konkurssin syystä ähm, yrityksestä, joka toimi 178 vuotta, niin näitä syitä ei ehkä ole vielä selvitetty, mutta seuraukset kyllä. Me puhumme 22 000 työpaikasta ja Kreikassa ähm, matkailuteollisuus menettää yli 250 miljoonaa euroa. Ja tämä on ikään kuin noita vaino tässä puhutaan nyt ilmastonmuutoksesta, mutta nyt matkailusektori on ollut ensimmäinen uhri ja seuraaviakin uhreja tulee tulemaan. Ennen tässä ennen kaikkea Bayeria, omaa aluettani ja autoteollisuutta, koska autoteollisuuttakin syytetään tämänhetkisestä tilanteesta. Tämä Noita vain on sellainen, johon meidän ei tulisi ryhtyä. Meidän pitäisi tehdä kaikkemme, että tällaiset tapaukset eivät enää toistu. Meidän täytyy estää, että ainakaan lainsäädäntön näkökulmasta ei enää rakenneta esteitä, niin kuin esimerkiksi New Green Dealin kautta koska näiden matkatoimistojen kuolema ei mitenkään tue ilmastonmuutoksen vastaista taistelua. Hyvät naiset ja herrat, haluaisin lopuksi vielä pyytää, että tukisitte matkailusektorin näinä vaikeina aikoina ja hyväksyisitte meidän päätöslausamamme. Kiitos. Kiitos edustaja Buhait. Ja sitten ECR e ryhmän nimissä edustaja Kosma Suotowski, puolitoista minuuttia, olkaa hyvä Kiitoksia puhemies. Thomas Cook-konsernin konkurssi on huono uutinen paitsi niille sadoille tuhansille lomalaisille, joita se kosketti, vaan koko matkailusektorille Euroopan unionissa. Arvioidaan nimittäin, että hotellisektorilla hyvin monet kreikkalaiset ja espanjalaiset yritykset tulevat kaatumaan tämän konkurssin seurauksena. Ja kaikissa maissa tulee tapahtumaan vahinkoja suorasti tai epäsuorasti. Tämä koskee myös omaa maatani Puolaa, sillä satoja tuhansia ihmisiä tämä kosketti maamiehiä, niin tämä kosketti. Heidät piti sitten hakea sieltä lomakohteista takaisin. Nyt kysymys komission jäsenellä, onko tämä tosiaan yksittäistapaus vai onko kenties kyse suuremman mm, kriisin alusta matkailusektoria koskien? Onko tämä yksittäistapaus, koska esimerkiksi Thomas Cook-konsernissa oli huonoa hallintoa tai muuta vastaavaa, vai pitääkö meidän valmistautua siihen, että matkailusektoria kohtaa yhä laajeneva kriisi? Mitä komissio sanoo tästä? Katsoko komissio myös tästä näkökulmasta tätä asiaa? arvoisa sitten annan puheenvuoron eh, gue ryhmän eh, nimissä puhuvalle elena conturalle puolitoista minuuttia olkaa hyvä. kiitos matkailusektori on hyvin vahva pilari Euroopan taloudessa. Se on 10 prosenttia Euroopan BKTstä. Ja se vaikuttaa myös monien alojen kasvuun. Se on tärkeää monille alueille ja varsinkin saarialueille, joilla ei ole mitään muuta kasvumahdollisuuksia. Eikä meillä ole mitään muuta mahdollista, mahdollisuutta tukea äh, kan, paikallisia ihmisiä. Meillä ei ole mitään äh, tukimenetelmää ja tämä on nyt johtanut eh, negatiivisiin seuraamuksiin kaikille. Ja eh, Eurooppa on matkailukohde. Matkailu on neljännes, neljänneksi suurissa eh, tuontisektori. Kuka tukisi tätä sektoria, ellei Euroopan unionisi? Eikä meillä ole varoja vastata eri kriiseihin tarpeellisella tavalla, jotka iskevät nimenomaan matkailusektoriin. Siis meillä on vain direktiivi, joka koskee matkailijoiden kotimaahan palauttamista, jos he ovat ostaneet pakettimatkan. Ja tätäkin tehdään vielä ilman mitään koordinointia jäsenvaltioiden kesken. Thomas Cookin konkurssi ei ole ainoa haaste matkailun kestävyydelle. Meillä on myös ilmastokriisi, sään paheneminen – tai muuttuminen ääriilmiöksi. Sen lisäksi on myös pakolaiskysymykset, ihmisoikeuskysymykset, joten pyydämme, että vahvistetaan lainsäädäntöä, jolla suojellaan matkailijoita sekä huomioidaan tällaiset ennakoimattomat tapahtumat. Me tarvitsemme eurooppalaisen mekanismin, joilla voimme hallinnoilla ähm, sekä työntekijöitä, paikallisyhteiskuntia äh, ja näitä matkailukohteita edustaja contura te puhuitte kaksi minuuttia käytännössä teillä oli puolitoista niin se on aina joltain toiselta pois sitten se puheaika eli pyydän että pysykää puheajoissanne. sitten sitoutumattomana puhuu edustaja miroslav kolakuci yksi minuutti olkaa hyvä. arvoisa puhemies Olen ollut aika usein Kroatiassa viimeisten kahdeksan vuoden aikana ja siellä on ollut neljän miljardin euron vahingot, joiden kanssa uhrit taistelivat. Thomas Cook on tietysti valtava ongelma, mutta nyt jokainen jäsenmaa yrittää omien oikeussäädöstensä nojalla ratkaista näitä konkurssin ongelmia, kun kyse on kuitenkin monikansallisesta konsernista ja siitä seuraa vain ongelmia. Meillä on Agrokor-konserni, joka työskentelee monissa eri maissa ja me tietysti tarkasti seuraamme tätä tilannetta, mutta se mitä tässä nyt tapahtuu on kaikista pahin skenaario. Nimittäin tässä asiassa uhreja ei todellakaan voitu enää auttaa. Totta kai Thomas Cookin konkurssikin koski monia lomalaisia ja monia työntekijöitä, mutta ei EUn pidä kantaa huolta monikansallisten yhtiöiden kon- konkursseista. Kiitos edustaja Kolakusic. Sitten voisimme siirtyä eh, yksittäisten edustajien puheenvuoroihin ja aivan ensimmäiseksi haluaisin antaa puheenvuoron edustaja Claudia Montero de Aguiarille. Puolitoista minuuttia, olkaa hyvä Senhora presidente, senhora komissaria, agradeço tudo aquilo que veio aqui. Kiitoksia puhemies, arvoisa komission jäsen. Kiitän kaikesta, mitä tästä asiasta on sanottu ja meille selitetty. Hyvin monessa eri yhteydessä liikennekomissaari on puhunut sektorin ongelmista, esimerkiksi siitä, kuinka tarpeellista olisi saada matkailustrategia, joka olisi päivitetty strategia, joka ottaisi huomioon eri yritysten taloudellisen tilanteen, mutta myös ilmastonmuutoksen ja tämän matkailusektorin tärkeyden monissa EUn jäsenmaissa, kuten myös Euroopan yhteisen kohtalon tässä on nyt kyse Thomas Cook-konsernin konkurssista. Se oli, se oli britannialainen konserni ja puhumme nyt siitä, kuinka suuria vaikutuksia sillä on ollut sellaisiin henkilöihin, jotka ovat jääneet lomakohteisiin roikkumaan esimerkiksi Espanjan, Portugalin, Madeiralle ja niin edelleen. Ja meidän täytyy nyt tietysti sitten katsoa näitä tarkkoja määriä ja koko tämän konkurssin mittakaavaa. Meidän täytyy tutkia tarkoin ja katsoa uudelleen, miten voimme matkailusektorin PK-yrityksiä tukea ja toisaalta myös kuluttajia heidän matkustajan oikeuksiensa valossa. Monet matkailijat joutuivat henkilökohtaisesti hyvin hankaliin tilanteisiin tämän konkurssin johdosta. Ja nyt se, että menetämme lentokapasiteettia, sekin vaikuttaa hyvin moniin eurooppalaisiin matkakohteisiin. Kiitos. Kiitos edustaja Monteiro de Aguiar seuraavaksi haluaisin antaa puheenvuoron edustaja johan danielssonille yhdeksi minuutiksi olkaa hyvä edustaja danielsson. arvoisa eh, puhemies aloittaisin eh, pahoittelemalla Thomas eh, Cookin konkurssia. Konkurssista jäi yli 22 000 työntekijää ilman työpaikkaa. Sen lisäksi 600 000 ihmistä jäi matkalle tai paikan päälle matkakohteissaan. Sen vuoksi kehottaisinkin jäsenvaltioita nopeasti hyväksymään yhteisen kannan, joka koskee matkustajien, lentomatkustajien oikeuksia. Parlamentti käsitteli sen 2014 ja on aika, että nyt neuvosto toimii. Ja sen lisäksi äh, monet työntekijät hän jäivät paikoilleen työskentelemään ilman palkkaa jotta matkustajat saatiin kotiin, eikä se ole hyväksyttävää. Ja nyt he elävät äh, epäva- äh, epävarmuudessa, he eivät tiedä, äh, mitä he saavat jatkossa. Meidän täytyy suojella heidän oikeuksiaan, ja sen vuoksi osapuolten täytyy istua neuvottelupöytään AY-edustajien kanssa. Ja Euroopan globalisaatiorahasto on myös aktivoitava. Eivät matkustajat ja työntekijät ole niitä, joiden tulee kärsiä tästä konkurssista.

korvaukset siinä tapauksessa, että yritys menee konkurssi. Neckerman, niin kuin se tunnetaan maassa, niin onnistui paluukuljetuksissaan ja rahat saatiin vaku- vakuutuksilta ja he pystyvät myös tarjoamaan lomia niille asiakkaille, jotka olivat niistä maksaneet. Eli tämä pitäisi olla esimerkkinä sille, miten konkurssitilanteita hoidetaan ilman, että vahingoitetaan kansalaisia ja minimalisoidaan vahingot. Niin kuin olemme tänään kuulleet, näin ei kuitenkaan ole joka puolella Eurooppaa tapahtunut. Ja on ollut tapauksia, joissa takuurahastoja on tarvittu ja tärkeää on, että huolehditaan kaikista kansalaisista, joihin tämä Thomas Cookin konkurssi on vaikuttanut. Tämä tilanne näyttää, e, että pakettimatkadirektiivi kulkee oikeaan suuntaan, mutta ehkä me voisimme toimia vielä paremmin. Kahden vuoden kuluttua direktiiviä tullaan tarkastelemaan. Minä toivon, että me voimme vetää johtopäätöksiä tästä tapauksesta ja katsoa, missä meidän täytyy tehdä parannuksia. Kiitos kiitokset edustaja harantsovaa ja sitten edustaja roman Haider, ähm, jolla on yhden minuutin puheenvuoro olkaa hyvä. Kiitoksia rouva puhemies. 2015 direktiivi koskee kulut kuluttajien kokemia vahinkoja ja sopimusosapuolten kokemia vahinkoja, mutta se ei valitettavasti pysty estämään tämän tyyppisiä tilanteita, koska on kyse puutteellisesta vakuutussuojasta. Näyttää siltä, että kymmenen vuoden takaisesta 2009 tapahtuneesta Akantoon matkajärjestäjän konkurssista ei mitään, ei opittu mitään. Nimenomaan suuret matkailuyritykset täytyy velvoittaa siihen, että ne ottavat realistisen vakuutussuojan ja pystyvät todistamaan, että niillä on sellainen. Painotan sanaa realistinen. Matkailudirektiivi pitäisi, olla, pitäisi parantaa, jotta kuluttajien luottamus matkailusektoriin palautuisi tulevaisuudessa. Kiitos. Kiitokset edustaja Haider. Huomasin, että Ähm, täällä on pyydetty sininen kortti äh, edustaja zdechovsk thomas mutta ongelma on nyt tässä se että te olette kuitenkin puheenvuorolistalla te olette puheenvuorolistalla edustaja ja minulla ei ole sen takia mahdollisuutta antaa teille tätä sinistä korttia. toivon että säästätte viestinne siihen kun teillä on puheenvuoro. anteeksi? somebody can really look on this. Kyllä jonkun pitäisi tarkastella tätä täysistuntotoimintaa. Kyllä meillä täytyy voida reagoida ja, ja, ja toimia. Ja meidän työjärjestyksessämme lukee, että me voimme esittää kollegoille kysymyksiä. Jos joku puhuu jostain ehdotuksesta, joka voisi muuttaa jotain, niin silloin voisin kysyä, miten hän sitä muuttaa. Ja se olisi tulevaisuudessa paljon paremmin, jos tätä sääntöä kunnioitettaisiin. Ja vaikka olisin viisi kertaa puhujalistalla, mutta kysymys on siitä, että on tämä mahdollisuus työjärjestyksen mukaan, että voimme esittää kysymyksiä kollegoille. Ja kiitos, että kunnioittaisitte sitä. Mielestäni olette aivan oikeassa. Meidän pitäisi saada tästä täysistunnosta elävä laajempi. Me tarvitsemme keskustelua, mutta tämä on itse asiassa uusi ajatus. Ja ehkä minä voin nyt kuitenkin viedä tämän viestin eteenpäin puhemiehistön. Katsotaan, mitä me voimme tehdä, joten kiitos, että ymmärrätte ja kiitos tästä. Eteenpäin puheenvuorolistalla ja antaisin puheenvuoron minuutin ajaksi edustaja Johan van Overtveltille. Olkaa hyvä. Voorzitter, puhemies, komission jäsen, arvon kollegat. Thomas Kukin konkurssi järkytti Eurooppaa. Nyt on löytynyt mahdollinen jatkaja ja me toivomme kaikki innovatiivista, vakaata käynnistystä uudelleen. Mutta haluaisin ottaa hieman toisenlaisen näkökulman tähän. Nimittäin sen, että meillä Euroopassa on selkeästi äh, tuottavuusongelma. Tuottavuus äh, on laskenut koko ajan ja on nyt nolla melkein, ja sillä on hyvin vaarallisia seuraamuksia työpaikkojen kasvulle, talouden kasvulle ja julkisen rahoituksen kasvulle. Yhä useammat tutkimukset osoittavat, äh, että on yhteys matalien korkojen ja tuottavuuden laskun välillä. Eli yrittäjät yrittäjät keräävät vain enemmän ja enemmän vel- velkoja ja sitten kaatuvat niihin. Thomas Cook kuului eh, näihin. Joten meidän täytyy tarkastella tätä matalakorkopolitiikkaa ja katsoa sitä myös tästä näkökulmasta. Kiitos. Kiitos edustaja Overtfeld. Eh, ja sitten seuraava puhuja on edustaja Kostas Papadakis. Olkaa hyvä, teillä on minuutti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 hyväkseen esimerkiksi lentokenttien aikaslottien saamiseksi, mutta monet Heillä ei ole mitään tukea Kreikan hallitukselta tai Euroopan unionilta, joten se tuotto, mitä suuret konsernit saavat, ei mene työntekijöille. Ihmisten täytyy maksaa jopa omista, työntekijöiden täytyy maksaa jopa omista matkoistaan Nyt tämän konkurssin uhreille täytyy saada täydet korvaukset. Kiitos edustaja Papadakis. Ja sitten seuraava puhuja on eh, edustaja Pablo eh, Arias Echeverria. Teillä on puolitoista minuuttia. Mm Kiitoksia, rouva puhemies. 600 000 lomailija, 22 000 työpaikkaa ja monia epäsuoria uhreja ja 1500 miljoonaa puntaa viime verovuonna Thomas Cook konsernille. Tämä kaikki tekee ilmeiseksi sen, että Euroopan unionilla ei vieläkään ole selkeää ääntä matkailusektorin suhteen ja vaadimme nyt komissiolta kunnon keskustelua tästä sektorista, joka muodostaa 4 prosenttia BKTstä EUn alueella. Thomas Cookin tapaus tuo näkyväksi, kuinka tärkeää on vahvistaa kuluttajien oikeuksia konkurssitapauksessa. Henkilöt, jotka ovat ostaneet lentolippuja Thomas Cookin puitteissa, ovat nyt täysin suojattomia. Me tarvitsemme 271 vuodelta 2004 säädöksen muutosta. Tämä on ollut neljä vuotta neuvostossa jumissa. Tulkit eivät nyt pysy perässä. Voisitteko hieman hidastaa? Uh, niin, tässä on varmaan liikaa informaatiota ja liian vähän aikaa. Joka tapauksessa tämä on jumittunut neuvokseen, neuvostoon jo neljäksi vuodeksi ja monet jäsenmaat ovat esittäneet tekosyitä ollakseen viemättä eteenpäin tätä säädöstä. Nyt on aika toimia, jättää tekosyyt sikseen ja meidän täytyy nyt keskustella laajasti kuluttajien oikeuksien parantamisesta ja erilaisten e, e, korvausmenettelyjen nopeuttamisesta. Eli komission on nyt vihdoinkin otettava vakavasti kuluttajien ja pk-yritysten heikko asema tällaisten konkurssien tapahtuessa. Kiitoksia. Tässä oli hyvin paljon tietoa, mutta jos haluatte kommunikoida hyvin, niin puhukaa ensi kerralla hieman hitaammin. Kiitos, että ymmärrätte. Puheenvuoron edustaja Adriana Maldonado Lopesille yhdeksi minuutiksi, olkaa hyvä Kiitoksia puhemies. Kuten tässä keskustelussa on puhuttu viime 23.9. kuulimme Thomas Cook konsernin konkurssista, joka, oli, eh, joka on tärkeä Brita, brittitoimija tällä sektorilla. Ja tämä matkailusektorihan on omalle maalleni Espanjalle hyvin tärkeä. Hyvin monet turistit ja hyvin monet mm, majoitusyritykset joutuivat kärsimään tästä, mutta minä haluan keskittyä kuluttajiin. Meidän täytyy täällä EU-ssa ö, taata kuluttajien oikeudet silloin, kun he ostavat matkanjärjestäjien matkoja. Euroopan komission täytyy olla tietoinen, kuten myös neuvoston, siitä, mitä meidän on opittava tästä konkurssista. Tällaista ei saa tulevaisuudessa enää tapahtua ja meidän täytyy myös taata se, ja komission täytyy taata se, että käytetään kaikki mahdolliset keinot ratkaisujen löytämiseen kuluttajien auttamiseksi 2015-22 direktiivin puitteissa. Nimittäin kuluttajat ovat perustavanlaatuisen tärkeä moottori Euroopan unionille ja komissiollekin. Kiitoksia. Kiitokset edustaja Maldonado Lopez. Ja seuraava puhuja on edustaja Isaskun Bilbao Barandika. Yksi minuutti. Gracias, presidenta Kiitoksia puhemies, arvoisa komission jäsen. Thomas Cookin kriisi on uusi mahdollisuus, jotta voimme osoittaa eurooppalaisille ja erityisesti britannialaisille, miten hyödyllistä on kuulua Euroopan unioniin. Meillä on vakaa ja täysipainoinen lainsäädäntö matkailijoiden oikeuksien takaamiseksi. Meidän täytyy nyt käyttää kaikki mahdolliset keinot, jotta voimme korvata tilanteen 600 000 matkailijalle, jotka tästä joutuivat kärsimään, ja erityisesti Kanarian saarilla ja Balearilla, jossa oli hyvin paljon varauksia. Meidän täytyy myös aktivoida globalisaatiorahaston ja sosiaalirahaston varoja, jotta voimme päästä eteenpäin tässä asiassa digitalisaatio ja kustomoidut tarjoukset voivat loppujen lopuksi koitua matkailusektorin hyödyksi, mutta nyt tarvitaan itsekriniikkiä, sillä tämä kuulutetun kuoleman kronikka on perustunut valheisiin potilaan terveydestä. Vaikeuksia ei ole uskallettu kohdata. Kiitos. Uh, Hyvät kollegat, minun täytyy sanoa, että täällä on nyt paljon puhuja, jotka puhuvat liian nopeasti tulkien näkökulmasta. Ja usein minä joudun juuri huomauttamaan tästä espanjalaisille kollegoille. Ehkä tämä liittyy teidän kielenne tai siihen, että te laitatte hyvin paljon informaatiota tiiviiseen muotoon. Täytyy puhua hieman hitaammin, jotta viesti varmasti välittyy. Hyvä. Sitten haluan antaa puheenvuoron edustaja Julie Le Chanteurlle. Yksi minuutti, olkaa hyvä. Arvoisa puhemies, Thomas Cookin konkurssi yhdeksättä on luonut varsinaisen tsunamin maailmanlaajuisella matkailusektorilla Ranskassa 720 80 työntekijän palkat keskeytyivät ja hyvin monen matkailuyrityksen epävarmuus on kasvanut ja tämä liittyy tietysti myös Brexit-epävarmuuteen. Mutta se, mistä kukaan ei puhu, on se, että Thomas Cookin konkurssia toivoivat monet rahastot, spekulatiiviset sijoittajat, eläkerahastot ynnä muut. He itse vakuuttivat itsensä äh, Thomas Cookin äh, maksuvaikeuksien varalta. Tilanne on vakava, eli yritys voi joutua konkurssiin vain siksi, että joku äh, L'affaire Thomas Cook est donc bien luottovaihto arvopaperien, arvopapereilla keinottelija saa siitä etua. Tämä on täysin hullua. Tätä vastaan täytyy taistella hyvin päättäväisesti. Sadat perheet joutuvat nyt kärsimään aivan turhaan pelkästään siksi, että he joutuvat toisten ihmisten ahneuden välikappaleiksi. Kiitos minä tervehdin tässä kaikkia teitä ja koko Euroopan matkustajia. Puhemies, nyt suurin matkailuyritys on mennyt konkurssiin. Meillä on paljon syitä tälle konkurssille. Me tiedämme kaikki kuitenkin, että yritykset eivät saisi vain ajatella omia voittojaan, vaan myös kuluttajia. Minä olin todellakin hämmästynyt, että tällaisen yrityksen johtajat saivat valtavia bonuksia, vaikka samanaikaisesti tiedettiin, että konsernin tilanne taloudellisesti heikkeni koko ajan. Minusta tämä ei ole hyväksyttävää millään muotoa. Matkailusektorilla hän on suuria vaikutuksia. Se eh, vaikuttaa hyvin paljon meidän BKT. -hemme. Minä tulen Puolasta sellaiselta alueelta, jolla on hyvinkin paljon matkailua. Sen vuoksi meidän täytyy kehittää matkailutarjontaa, joka on kestävää. Rehellistä matkailutarjontaa. Thomas Cook oli surullinen tapaus ja kaikki ovat täällä puhuneet siitä, miten tärkeää tämä on. Siksi me tarvitsemme ex ante analyysin myös täällä parlamentissa. Bull a függetlenektől. Ja edustaja Bull. Thank you very much indeed. British... Kiitoksia puhemies. Brittiläiset ihmiset työskentelevät hyvin ankarasti voidakseen elättää perheensä ja joka vuotinen loma on suuri säästökohde koko vuoden ajan ja siksi minä todella tunnen myötätuntoa näitä henkilöitä kohtaan, joiden lomat menivät pilalle Thomas Cookin konkurssin takia. Se oli aivan valtava operaatio. 22 000 työntekijää ja 600 tuhatta turismia, mutta se jo meni konkurssiin, koska sitä hallinnoitiin huonosti ja tämä on johdon vika ja miljoonia puntia bonuksia maksettiin ja kuitenkin tuhansia lomailijoita joutui sitten jumiin ympäriinsä ja 100 miljoonaa puntaa käytettiin heidän kotiuttamisensa. Mutta miksi me puhumme tästä täällä parlamentista? Eikö tämä ole taas tällaista EU-höpinää. Jos EU olisi sitä mieltä, että sen pitäisi olla mukana tässä, niin sitten pelkästään e, yhdistyneen kuningaskunnan veronmaksajien ei pitäisi joutua maksamaan näitä viuluja. Ehkäpä EU itse voisi lyödä pöytään nyt vähän käteistä rahaa, jotta tästä asiasta päästäisiin eteenpäin. Seuraavaksi puheenvuoro edustaja Euh, Madame la commissaire. Euh, Arvoisa komission jäsen, haluan puolustaa ystäväni, jonka nimi on Thomas Cook. Totta kai me olemme joutuneet kohtaamaan vakavia seurauksia Belgiassa. Yli 500 ihmistä ö, on joutunut kärsimään tästä, siis työntekijää, mutta tietysti lomalaisetkin ovat kärsineet. Joka tapauksessa ensimmäiseksi täytyy puhua siitä, että kaikki mahdolliset rahoitus keinot, joita, niitä pitää voida käyttää nopeasti ja joustavasti tämän konkurssin seurausten lieventämiseen. Esimerkiksi sosiaalirahaston ja globalisaatiorahaston varoista, mutta täytyy toimia nopeasti, koska nämä perheet todella odottavat apua. Se on tärkeää heidän tulevaisuudessa kanalle ja tärkeää on myös se, että työmarkkinaosapuolet, erityisesti työntekijöiden edustajat, ottavat tässä vahvan roolin sekä kansallisella tasolla, mutta myös Euroopan tasolla kun puhutaan tämän konkurssin seurauksista, mutta vielä laajemmin ja laajemmalle tulevaisuuteen katsoen on tärkeää, että matkailusektorin työmarkkina osapuolet luovat uusia sääntöjä tämän tyyppisten tilanteiden kohtaamiseen tulevaisuudessa. Arvoisa komission jäsen, tarvitsemme paljon enemmän eurooppalaista toimivaltaa matkailualalla. alalla. Se koskee niin suurta määrää ihmisiä ja niin monia alueita. Me tarvitsemme todellista eurooppalaista matkailupolitiikkaa, jolla on omat budjettimomentit tulevaisuudessakin. Kiitos ja seuraavaksi on Ginelle, SND. Gracias, presidenta Kiitoksia puhemies. Thomas Cook-konsernin konkurssilla on ollut hyvin vakavia seurauksia koko matkailusektorille koko Euroopassa ja siksi on hyvin tärkeää, että parlamentti keskustelisi päätöslauselmasta, joka ei pelkästään heijastelisi kaikkien tilanteesta kärsineiden huolenaiheita, vaan että komissio myös tulevissa mahdollisissa vastaavissa tilanteissa työskent- toimisi ja reagoisi hyvin nopeasti ja koordinoitusti Eh, ja myös koordinoidusti Espanjan hallituksen kanssa. Meidän täytyy kyllä myös painottaa sitä, eh, keitä tämä on eniten koskenut, tämän nimittäin sektorilla työskenteleviä henkilöitä, työntekijöitä. Thomas Cookin eh, palveluksessa olleet työntekijät ovat olleet kaikkein suurimpia uhreja tässä. Heillä ei ole ollut mitään mahdollisuuksia. Työntekijä on kokonaan riippuvainen omasta palkastaan ja jos hän, hänet irtisanotaan, äh, hän joutuu kesken kauden äh, tilanteeseen, joka voi olla hyvin dramaattinen, eikä hänellä ole välttämättä keinoja selviytyä kuun loppuun asti. Siksi äh, työntekijöiden haavoittuvuus täytyy ottaa huomioon ja vahvistaa osallistumis, heidän osallistumistaan kun on kyse tällaisista konkurssitilanteista. Työntekijöiden tilanne täytyy saada oikeudenmukaisemmaksi ja heidän taloudellinen tilanteensa vakaammaksi. Kiitokset. Seuraavaksi edustaja Rike Renew-ryhmästä. Merci, madame la Kiitoksia puhemies. Arvoisa komission jäsen Thomas Cook-konsernin konkurssi toki johtuu huonosta johtamisesta ja huonosti hoidetusta kasvusta, mutta toki myös palvelusektorin sisäisistä ongelmista, myös siitä, että asiakkaat muuttavat tottumuksiaan ja ryhtyvät itse järjestämään omia matkojaan. Tässä on siis suuri digitaalinen murros, jota täytyy pohtia. Meidän täytyy myös todeta, että 300 miljoonan vaje, jos on 10 miljoonaa välillistä, väl, vä, vahin, 10 miljoonaa vahinko välillisesti, merkittävä tapaus. Tämä on kuitenkin Euroopan unionin BKTstä 10 prosentin osuus tällä sektorilla. On kummallista, ettei sillä ole Euroopan unionin budjetissa minkäänlaista omaa kohtaa. Kiitos. Kiitokset. Ja seuraavaksi puheenjohtaja edustaja Tenant sitoutumattomat. Thank you, Madam President. Founded in... Kiitos eh, puhemies. Perustettu 1841 maailman vanhin matkatoimisto Thomas Cook oli aikoinaan eh, suuri menestystarina Briteistä, mutta kuten eh, monille asioille kävi, niin se joutui ongelmiin, kun matkustajat lähtivät nettiin. Se, mikä oli kaikkein groteskia, oli se, että sen johtajat olivat ylimaksuttuja 46 miljoonaa puntaa viimeisen kymmenen vuoden aikana ihan pelkkiä bonuksia. Eli sen vuoksi on ihan, ja he syyttivät pelkkää brexittiä tästä. Tämä anti-brexit-propaganda äh, oli poliitikkojemme tekemisiä, eikä meidän tulisi olla siitä hämmästyneitä. Taloudellisesti ää, äh, lukutaidottomat äh, EU-ihmiset ja Labour-puolue ehdottivat, äh, että kukkia pitäisi tukea ymmärtämättä, että vaikka kansanedustajat haluaisivat, niin EUn kilpailulaki olisi estänyt tämän. Heidän rakastettu EUnsa olisi ollut se ongelma eikä osa ratkaisua. Kiitos. Herra Tenant, täällä on sininen kortti Stanovskilta EPPstä. Eli Sinisen kortin kysymys. Hyväksytte? Kyllä. Můžete prosím vás vysvětlit půl miliardě evropských občanů, jak Evrop... Kiitos. Voisitteko yrittää selittää, miten komissio tai EU on vastuussa Thomas Cookin konkurssista? Miten meidän EUna olisi pitänyt varoittaa teidän maan kansalaisia matkustamasta Egyptiin tai muualle. Teidän maanne hallitukset varoitti. Eikö se ole nyt hallituksen vastuulla? 30 seconds. Kiitos tästä vastauksesta. No kiitos tästä kysymyksestä. Me sanoin, että vaikka Brit- Presidentti, hallitus tai parlamentti olisi halunnut pelastaa Thomas Cookin, se ei olisi voinut tehdä niin, koska on olemassa valtion toki lainsäädäntöä EU-tasolla. Sen minä halusin sanoa. Eli teidän täytyy ymmärtää, että teidän oma lainsäädäntönne ei olisi voinut pelastaa Thomas Cookia. Megadom a szót Warborn képviselő sitten Warbon, EPP. Fru talman. Puhemies, nyt tarvitaan toimintaa, jotta vahvistetaan yritys ilmastoa EU-ssa, varsinkin matkailu- ja liikennesektorilla. kaksitoista miljoonaa eurooppalaista työskentelee matkailusektorilla ja nuorten joukossa jopa, jopa viides työpaikka on matkailusektorilla. Thomas Cook myös lähetti asiakkaita pienemmille yrityksille, kuten takseille, hotelleille ja ravintoloille. Ja PK-yritykset ovat kaikkein haavoittuvimpia, vaikkakin ongelmat alkavat suurista yrityksistä. Nyt vaaditaan, että EU-parlamentin täytyy parantaa yritysilmastoa. Yritysilmaston täytyy tulla paremmaksi kuin nyt ja varsinkin pienyrityksille. Meidän on panostettava tärkeään infrastruktuuriin, joka sitoo yhteen Euroopan. Meidän tulee vähentää hallinnollista taakkaa yrityksille ja meidän tulee lisäksi huolehtia siitä, että sisämarkkinat integroituvat täysin sekä meidän täällä Euroopan parlamentissa, mutta erityisesti komissiossa tulee tehdä lujasti töitä, jotta saamme tehtyä kaiken. Thomas Cookin konkurssi on vain oire hyvin syvälle menevästä ongelmasta Euroopan kilpailukyvyssä. Toivoisin, että useammat haluaisivat, samoin kuin minä, asettaa yrityskysymykset korkeimmalle paikalle agendalla. Me emme voi odottaa, vaan työn on aloittava, aloitettava nyt. Ui hei. Kiitos, puhemies, arvoisat kollegat. Me puhumme tärkeästä yhtiöstä, tärkeästä konkurssista. Toki saattaa syntyä muitakin katastrofeja, kuten esimerkiksi iskuja Mutta Tämä matkailuteollisuus on yksi tärkeimmistä Euroopassa. 27 miljoonaa ihmistä työskentelee siinä, mutta se on myös altis katastrofelle. Mutta voimmeko me todellakin käsitellä näitä kysymyksiä Euroopan tasolla? Viime vuonna, vuonna 2018, ainoastaan Euroopassa oli 700 10 miljoonaa kansainvälistä matkailijaa. Tämä tarkoittaa sitä, että teollisuudesta on tullut maailmanlaajuinen ja me tarvitsemme sääntöjä. Kun puhutaan komission työohjelmasta siellä ei puhuta sanallakaan matkailuteollisuudesta. Ja tämä tapaus juuri näyttää, kuinka tärkeää olisi, että meillä olisi Euroopan tasolla vahvempaa matkailupolitiikkaa. Kiitos. Kiitokset ja sitten edustaja Nachtega. Kiitos eh, puhemies. Seison täällä siksi, että minun saksalainen kollegani jäi ongelmiin junansa kanssa. Ja samoin kävi viime kesänä tuhansille matkustajille, Thomas Kukin matkustajille. Mutta minun kollegallani oli tällainen backup-mahdollisuus, nimittäin minä. Mutta kun tapahtuu tällainen äh, konkurssi, niin silloin matkustajien täytyisi myös nopeasti saada informaatiota seuraamuksista. Täytyy saada nopeasti tietoa, äh, mikä on tilanne ja ovatko he vakuutettuja, niin että äh, lomailijat saisivat tietoa nopeasti ja pääsisivät nopeasti kotiin. Me vetämme myös vahvempien kansallisten takujärjestelmien puolesta, jotta voisimme varmistaa, että kukaan ei varsinkaan tulevana joulukautena joudu jäämään lomakohteeseensa. Ja sitten seuraavana Dziechowski. Paní předsedající, já myslím, že tato diskuse sama o sobě... Minä olen sitä mieltä, että koko tämä keskustelu on kiinnostava. Täällä brittikollegat huutavat, että se on heidän oma ongelmansa. Tämä nyt on ihan naurettava, koska Thomas Cook palveli kaikkia ihmisiä ympäri maailmaa. Tämä on maailman suurin matkatoimisto, joka perustettiin 1841 ja meni nyt konkurssiin. Sehän koskee monia muita EU-maita ja heidän, niiden kansalaisia, ei vain heitä, jotka matkustivat tai kuluttajia, jotka ostivat yhdistyneestä kuningaskunnasta jonkun lomapaketin, vaan se koskee myös majoitusyrityksiä ja hotelli- ja ravintola-alan yrityksiä. Siksi meidän täytyy pohtia tätä kysymystä ja avata se kunnolla ja kertoa brittikollegoillemme, minkä virheen he tekivät, kun he äänestivät Brexitin puolesta, sillä meillä täällä EU:ssa on instrumentteja, joiden avulla me voimme käsitellä tällaisia ongelmia. Ja ihmisillä on mahdollisuus saada rahaa takaisin esimerkiksi globalisaatiorahastosta. Ja seuraavaksi edustaja Grappini. Damna komissar, s-au spus multe lucruri, dezbate. Kiitos. Hyvin paljon on jo sanottu tästä, tässä keskustelussa. On hyvä, että me keskustelemme tästä konkurssista. Tämä yhtiö oli yli 170 vuotta vanha ja työllisti tuhansia ja tuhansia ihmisiä. Matkailuteollisuus on tärkeä Euroopan BKT-näkökulmasta. Me tarvitsisimme ehkä oman budjettikohdan. Tässä oli kysymys yksityisestä yrityksestä, se on aivan totta, mutta olemmeko analysoineet sitä, että miksi tämä konkurssi johtui? Oliko tilintarkastuksia muun muassa? Tämä vaikuttaa työntekijöihin, matkailijoihin, kuljetuksiin. Tämä koko tilanne on hyvin kaoottinen. Ja miljardeja menetetään. Rouva komissaari, tässä tarvitaan todellakin yksityiskohtainen analyysi. Meidän täytyy tukea matkustavia ja myös henkilökuntaa. Eli voi olla, että näin perinteinen yhtiö menee konkurssiin eikä ryhdytä toimiin. The collapse of Thomas Cook will go down as one... Thomas Cookin romahdus tulee olemaan yksi taloudellisista tragedioista. 21 000 työpaikkaa merkitsee sitä, että sadat tuhannet kärsivät koko Euroopassa. Niin siihen liittyvissä työpaikoissa heidän ja myös potkut saaneiden Äh, perheenjäsenet. Ja sen lisäksi äh, tämä vaikuttaa hyvin paljon myös alihankkijoihin. Mutta meidän täytyy tarjota enemmän kuin teetä ja sympatiaa koska ne eivät, äh, se ei maksa näiden ihmisten äh, vuokria. Meidän täytyy äh, kouluttaa näitä, antaa heille uutta koulutusta, tukea ja apua kaikille niille, jotka voisivat mahdollisesti luoda uusia yrityksiä ja työpaikkoja menetettyjen tilalle. Meidän on tehtävä myös lainsäädäntöä niin, että yksikään yritys ei voi kaatua noin vain yön ylitse ja jättäen ihmisiä ympäri maailmaa ja aiheuttaen valtavaa stressiä. Kollegat, meidän on vietävä päätökseen digitaaliset yhtenäismarkkinat ja varmistaa, että yksikään yritys ei joudu sellaiseen tilanteeseen, että heillä ei ole mitään kannustimia digitalisoida. Matkailu ja kaikki on muuttumassa. Cornwallissa yksi yksi viidestä on matkailualalla. Esimerkiksi Airbnb äh, majoitus on aikamoinen haaste perinteisille majoitustoimille. Meidän täytyy huolehtia siitä, että kauniit Euroopan kohteet eivät myöskään tuhoudu massaturismin jaloissa. Naka, niin Edustaja Kanen. Благодаря, госпожо председател. Като представител на страна, в която... Kiitos. Minä edustan maata, jossa matkailu on hyvin tärkeässä asemassa BKT- ja työllisyysnäkökulmasta, niin tuen kaikkia toimia, jotka tukevat PK-yrityksiä ja perheyrityksiä. Mutta jotkut asia, joitakin asioita on kuitenkin aliarvioitu komission taholta mielestäni. Markkinaosuudet ovat liikaa keskittyneet sitä kautta syntyy ongelmia. Eikö tässä ole liikaa vertikaalista keskittymää, mitä palveluihin tulee? Ja eikö tässä erityistapauksessa meillä ole juuri sekä horisontaalista että vertikaalista keskittymistä? Tämä ei koske sitten ainoastaan vain kuluttajia, vaan se on vahingollista, vahingollista pk- ja perheyrityksille, joten tämä johtaa epäonnistumiseen. Edustaja Vint. Thomas Cooks collapse. Thomas Cookin kaatuminen on yksi asia. Georgia Browning, kun se tapahtui, eh, pisti päällensä univormun ja istahti kollegansa kanssa paikallisen pubin pöydän ääreen ja auttoi matkustajia. He eivät saaneet eh, palkkaa, mutta he auttoivat ihmisiä ja he olivat eh, lojaalia kollegoita. Mutta heidän työpaikkansa meni alta ihan ilman varoituksia. Thomas Cookin romahtaminen on valtava sen koossaan. Ja tämä kertaa häviäjä ovat nimenomaan Euroopan palkansaajat. Samanaikaisesti tuhannet ihmiset menettivät työpaikkansa, turvallisuudensa ja taistelevat nyt sen edestä, että voivat maksaa äh, laskujansa. Ja koko johto tiesi, mitä on tapahtumassa, mutta Georgia ei tiennyt sitä. Thomas Cooksin kaatuminen, sen täytyy olla esimerkki koko Euroopalle. Meidän täytyy huolehtia siitä, että ketään ei jatkossa jätetä tällä tavalla äh, liriin kuten nyt kävi. Seuraavaksi edustaja Carvalho. Arvoisa puhemies, kuluttajien luottamus sisämarkkinoilla on ratkaisevan tärkeä asia. Ja sen on perustuttava siihen, että kuluttajat tuntevat omat oikeutensa. Matkailusektori on aivan valtava Euroopan sisämarkkinoilla ja se on valtava kasvun ja työllisyyden moottori. Thomas Cookin konkurssi vaikuttaa hyvin suuresti paitsi kuluttajiin, myös matkailualueisiin, kuten esimerkiksi Algarveen tai Alentejon Portugalissa. Ja tämä koskee hyvin monia perheyrityksiä ja muita yrityksiä ja paikallistalouksia. On hyvin tärkeää, että täällä EU:ssa varmistetaan, että pelisääntöjä noudatetaan ja korvauksia maksetaan ja että nyt ryhdytään poikkeustoimiin, kuten esimerkiksi lentomatkustajien suojelun vahvistamiseen, jotta kuluttajat näkevät, että vahingot korvataan vain tällä tavalla voidaan taata sisämarkkinoiden hyvä toiminta ja sellainen kuluttajan suojelutaso, joka meitä velvoittaa. Kiitos. Darling. Kiitos, Curtin Darling. Olkaa hyvä. Thank you, President. When Thomas Cook, a British icon... Kiitos, kun Thomas Cook eh, meni konkurssiin syyskuussa, sadat tuhannet eh, jäivät eh, lennoittaa ja monet menettivät työpaikkansa. Mutta Thomas Cook epäonnistui, koska sitä hallinnoitiin huonosti. Kuitenkin äh, lentoyhtiötä pitäisi kiittää siitä, äh, että he yrittivät saada matkustajia kotiin, niin Thomas Cook ei tehnyt mitään suojellakseen työntekijöitään tai veronmaksajia. Ähm, Yhtiön annettiin vain mennä konkurssiin. He eivät halunneet tehdä mitään oli hyvä uutinen, että Hayes Travels pelasti paikallisia työpaikkoja. Mutta nyt kun katsotaan, kuinka paljon tämä on vahingoittanut talouttamme, Brexitin lisäksi, niin meidän tulisi todellakin puolustaa työpaikkoja eikä katsoa, kun joku vain syyttää muita siitä, niin kuin me olemme tänä iltana kuulleet täällä salissa. Kiitos, sitten edustaja Skyttedal. Sinäivän. Tack, fru talman. Eh, Kiitos, puhemies. Thomas Cookin konkurssi on iskenyt kovaa työpaikkoja vastaan meidän mantereellamme. Ikävä kyllä tämä tulee aiheuttamaan vielä enemmän negatiivisesti matkailu sektorin, ellemme me taistele ilmastonmuutosta vastaan. Nyt on puhuttu jo esimerkiksi tällaisesta lentohäpeästä, ja tämä lentohäpeä voisi vähentää myös lentoja EU-hun, ja tämä voisi myös vaikuttaa hyvin paljon matkailusektoriin ja talouteen. Ja samanaikaisesti sillä olisi hyvin marginaalinen vaikutus ilmastoon. Lennosta on tullut huomattavasti ympäristöystävällisempää ja tämä on kehityskulku, joka, jonka odotetaan jatkuvan, koska tekniikka kehittyy. Me haluamme hyvät edellytykset matkailu sektorilla ja samanaikaisesti meidän täytyy myös kyseenalaistaa sitten tällaiset ajatukset, kuten lentohäpeä. Meidän täytyy ottaa vastuu ilmastosta samanaikaisesti, kun me suojelemme kasvua ja työpaikkoja. Köszönöm szépen. Kiitos. Seuraavaksi Garcia Munoz SND-ryhmästä. Kiitoksia puhemies. Matkailu on yksi Euroopan talouden suurimpia sektoreita ja avainsektoreita eh, esimerkiksi Espanjan kaltaiselle maalle. Thomas Cookin konkurssi on vahingoittanut monia ammatteja, sektoreita ja yrityksiä erityisesti saaristoissa, saarialueilla, jossa matkailuelinkeino on keskeisen tärkeä. Hyvin monia työpaikkoja on menetetty ja tämä kertoo siitä, että jäsenmailla on kovia haasteita myös matkailusektorilla ja yhteisiä haasteita. Me tarvitsemme siis yhteistä eurooppalaista matkailustrategiaa ja meidän täytyy luoda ennaltaehkäisemisen ja suojelun mekanismeja, jotta voimme suojella kuluttajia, eh, edistää yritystemme toimintaan. Ja siksi pyydänkin komissiota, että se ottaisi huomioon parlamentin ehdotuksen, jotta matkailu saisi oman budjettikohdan, jotta lainsäädäntöä tarkistettaisiin ja tarkasteltaisiin uudelleen matkailijoiden oikeuksia. Ja me odotamme kärsimättömästi lentoliikenteen sosiaalisia uudistuksia. Vain tällä tavalla voimme auttaa matkailusektoria. Kiitos.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 mutta tässä puhutaan väristä aiheista. Kun puhutaan pakettimatkoista, niin nehän on Euroopan tasolla jo säädelty, mutta kyllä ne pitää myös jäsenvaltioiden tasolla toimia. Britannia, jossa loppukädessä veronmaksaja maksaa kaiket. Meilläkin Saksassa on vakuutusjärjestely, mutta ne eivät riitä, jos 10 miljoonaa ei edes tämän konkurssin kattamiseen eh, riitä. Ja senpä takia pyydämme että niin kuin komissio on sanonut äh, johdannossaan, että direktiiviä pitää ehkä katsoa uudelleen ja myös sitä, miten sitä täytäntöön pannaan jäsenvaltioissa. Haluan kiittää komissiota siitä, että Kondorin äh, osalta saatiin äkkiä äh, rahoitus toimimaan. Sen konkurssi ei ole vaikuttanut, vaikuttanut niin laajasti kuin mitä pelättiin. Ja jatkossakin matkailijat pääsevät Kondorin siivillä lomille. Ja tästä kiitämme komissiota. Edustaja Adamovic, olkaa hyvä. E, szanowna pani przewodnicząca szanowni państwo! E, jako wykładowca prawa transportowego i turystycznego Hyvät näistä herrat. Minä olen yliopiston opettaja ja erikoisalani on matkailuoikeus. Niin jo vuosikausia on ollut olemassa jo säätelykehys, jolla suojataan matkailijoita matkan järjestäjien matkajärjestäjien vaikeuksilta. Mutta Thomas Cook-tapaus nyt osoittaa meille taas uudelleen sen, että me tarvitsemme uusia välineitä kuluttajien suojaksi Euroopan turismisektorilla. Tässähän on kyse rajat ylittävästä toiminnassa. Direktiivi pakettimatkoista hyödyttää tietenkin, mutta lainsääntäjänä meidän pitäisi kuitenkin enemmän korostaa sitä, miten kuluttajia saadaan paremmin suojattua ja miten myös työntekijöitä tällä alalla saadaan suojattua. On tärkeää suojata myös työpaikkoja ja lentoja. Edustaja Spirakki, olkaa hyvä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 Thomas Cookin konkurssin vuoksi ehkä me menetämme 2,8 miljardia euroa kauppakamarin arvion mukaan. Sehän on melkein kuin Lehman Brothersin romahtaminen määrällisesti. Koska EU ja komissio valtion tukia tässä tapauksessa sallivat, meidän pitäisi myös tässä keskustelussa mennä vielä pidemmälle ja miettiä myös laajempia puitteita, mukaan lukien myös valtion tuet, verohelpotukset ja ehkä jonkinlainen takurahasto, että voitaisiin jatkossa torjua tätä ilmiötä. Totta kai meidän pitäisi myös miettiä tämän tyyppisiä suuria yrityksiä tarkemmin, kun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 Päättyy keskustelu. Tämä perä tulee keskustelu ilman puheluettelua. Ensimmäisenä Rova Ward. Miss Ward. Uh, thank you, President. The collapse of the iconic British holiday company Thomas Cook is tragic and may well have been avoidable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 Kiitos, puhemies. Todellakin tuhannet viet, menettivät työpaikkansa Thomas Cookin konkurssin vuoksi. Yrityksellä paljon hotelleja ja lentokoneita. Se johti valtaviin tappioihin myös inhimillisellä tasolla. Tämä osoittaa, kuinka paljon ongelmia on alalla koska tässä on paljon kilpailua monikansallisten yritysten ja pk-yritysten välillä. Pk-yritykset joutuvat taistelemaan kovasti selvitymäkseen. Palkat ovat alhaiset, kun sen sijaan voittoja kyllä tiedetään näillä suurissa yrityksissä, vaikka hallinto ja yrityskulttuuri on tuho- tuhollista. Tämä on tapahtunut kuluttajakustannuksella. Meidän täytyy puuttua näihin tilanteisiin. Konkurssilla, konkurssilla on paljon vaikutuksia varsinkin Portugalissa ja Madeiralla. Meidän täytyy huomioida kaikki kärsineet alueet. Kiitos. Sitten olemme päättäneet tämän keskustelun. Rouva Taisen komission puolesta, olkaa hyvä. puheenjohtaja arvoisat edustajat tämä keskustelu osoittaa että thomas cookin konkurssilla on paljon syitä ja tarvitaan monen eh, lähtökohdan lähestymistapaa eh, ja meidän, meidän täytyy myöskin pureutua seurauksiin. Thomas Cookista ote, op, opitaan ja ja me opimme siitä matkailudirektiivi, matkailupakettidirektiivin eh, muodossa. Komissio tulee tarkastelemaan, mitä voitaisiin vielä tehdä enemmän. Selkeästi tämä keskustelu antaa hyvän panoksen tähän keskusteluun. Monet teistä olette pyytäneet erillistä turismipolitiikkaa, strategiaa ja meidän tulee tarkastella tätä ja meidän täytyy saada aikaan uusi matkailustrategia EUlle eh, horisontaalisten politiikkojen yhteydessä. Ja muistutan, että tämän komission aikana eh, tehtiin eh, uusia ehdotuksia monivuotiselle rahoituskehykselle, esimerkiksi aluerahoitukset, horisontti ja muita ohjelmia, ja nämä heijastavat sitä, että halutaan valtavirtaistaa matkailuinvestoinnit ja tehdä niistä osa EUn rahoitusohjelmia, ohjelmia, jotka tunnustaa sen, että matkailu on riippuvainen muista talouden sektoreista. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia edustaja. Kiitos. Konkurssin vaikutukset Thomas Kupin osalta ja keskustelu siitä päättyy tähän. Äänestys toimitetaan torstaina. Näin päästään seuraavaan kohtaan esityslistalla. Eli me kuulemme komission julkilausuman väkivaltaisten oikeistolaisten ääriliikkeiden uhasta liittyen niihin tapahtumiin, joita Saksassa on ollut. és a catch hozzászólás esetében is használhatják a szavazókártyáikat is. Ja ja tässä tulee sininen kortti, mutta sitä, sitä ei voida nyt hyväksyä, koska pitää etukäteen, etukäteen hyväksyä tämä äänestysmenettely. Köszönöm szépen. És akkor először megadom a szót. Kiitos tästä. Ja ensimmäisenä puhujana komissaari King. Olkaa hyvä. Chair. Puhemies, parlamentin jäsenet. Tämä on yhtä lailla tärkeä kuin ajankohtainen keskustelu, jonka nyt käymme tänä iltana. Hiljattaiset Hallen traagiset tapaukset korostavat edelleen, miten todellinen ja kasvava uhka on oikeistolaiset ääriliikkeet. Tässä nimenomaisessa tapauksessa antisemitistinen liike. Valitettavasti uhka tuli kärkevästi esille jo aikaisemmin tänä vuonna, kun Christchurchissa ihmisiä murhattiin. Molemmissa tapauksissa ajatuksia ovat ystävien ja perheiden kanssa. On tärkeää, että me tunnustamme tämän uhan ja teemme yhteistyötä EU-tasolla yhtä lailla kuin kussakin jäsenvaltiossa niin, että vahvistamme voimiamme, jotta voisimme puuttua tähän haasteeseen. Tehtäköön selväksi, väkivaltainen ääriliike on väkivaltaista ääriliikettä, olipa taustalla mikä tahansa ideologia. Sillä ei ole paikkaa yhteiskunnissamme. Ei jihadismilla, äärioikeistolla, äärivasemmistollakaan, kun on väkivallasta kyse. Rasismi, antisemitismi, xenofobia, äärimmäinen nationalismi ovat lähtökohtaisesti epädemokraattisia ja eurooppalaisia. Jude Cox, joka oli alahuoneen jäsen yhdistyneessä kuningaskunnassa ei, ei tullut murhatuksi britti Patriot, Hänet vei ääri oikeistolainen. Eurooppalaiset maat kuuluvat kaikki, ei niitä pari, jotka käyttäisivät mukaan patriotismia murhien tekemiseksi. Komissio on kiitollinen tästä aloitteesta, jonka puheenjohtajavaltio on tehnyt, jotta voidaan tähän keskittyä todellakin tämä näkyy myös keskusteluissa osaneuvostossa 8. lokakuuta. Siellä tuettiin puheenjohtajavaltion erinäisiä ehdotuksia. Komissio on valmis tukemaan kaikkia jäsenvaltioita, puheenjohtajavaltioita ja totta kai myös parlamenttia kaikilla mahdollisilla keinoilla. Vaikkakin me pyrimme torjumaan ääriliikkeitä ja väkivaltaa, terrorismia EU-tasolla – ja siinä huomioidaan kaikki ääriliikkeet, niin on kohtuullista sanoa, että nyt on keskitty viime aikoina ennen kaikkea jihadismiin ja terrorismiin. Sen täytyykin olla ensisijalla johtuen vain luonteesta, mutta komissio yhä kasvamassa määrin keskittyy yhtä lailla myös väkivaltaiseen oikeistolaisen ääriliikkeeltään. Varsinkin on kyse erilaisten verkostojen tietoisuudesta liittyen vankilahenkilöstöön, opettajiin, poliiseihin tai muihin, jotka ovat etulinjassa, jotta voidaan puuttua tähän ilmiöön. Tämän työn pohjalta on mielestäni useitakin kysymyksiä, joissa voidaan mennä pidemmälle ja joissa pitääkin mennä pidemmälle. Ensinnäkin olemme samaa mieltä niiden kanssa, jotka sanovat, että täytyy enemmän torjua väkivaltaista oikeuslaista sisältöä verkossa. Kolme vuotta sitten allekirjoitimme käytännön säännön eri alustojen kanssa, joka liittyy vihapuheeseen verkossa. Kun tämä allekirjoitettiin 2016, 28 prosenttia sisällöstä poistettiin. Nyt olemme 72 prosentissa sisällöstä. Vaikkakin säännöstö on hyödyllinen väline, torjunta ei ole vielä ohi laittoman vihapuheen osalta. Ei ole mitään merkkiä siitä, että tällaisen sisällön tuottaminen ja levittäminen olisi vähentynyt. Komissio ja sosiaalisen viestinnän alustat jatkavat yhteistyötään EUn internetfoorumissa. Ja pari viikkoa sitten foorum kokoontui ja tämä aihe, eli oikeistolaisen ääriliikkeiden torjuminen oli tärkeällä siellä. Foorum on tuottanut jo hyödyllisiä tuloksia Tämä tuli esille myös näiden yritysten nopeasta toiminnasta. Siellä on pystytty poistamaan yli 200 videota muun muassa eri muotoineen ja niin kutsuttuja äärimanifestoja, muun muassa ääniraite, jossa on ylistetty iskuja muutamassa tunnissa. Eli olemme kovasti kiitollisia hyvästä yhteistyöstä näiden yritysten kanssa foorumilla. Tämän lisäksi on tärkeää taata, että Europolin sisällöstä kertova järjestelmä saa riittävästi voimavaroja, että voidaan poistaa sisältöä, kun on kyse väkivaltaista ääriliikehdinnästä. Parlamentti tukee varmasti sitä. Europol nyt tekee työtä yli 350 alustan kanssa. Edelleen on alustoja tänäkin päivänä, jotka kieltäytyvät yhteistyöstä jotta päästään eroon laittomasta terroristisisällöstä, mukaan lukien väkivaltainen oikeistolainen vihapuhe. Siksi on syytä minun mielestäni yhdessä lainsääntäjinä nopeasti mennä eteenpäin neuvotteluissa näistä ehdotuksista niin, että voisin säännellä tätä, kun on kyse vihapuheista verkossa. Se täytyy hoitaa ja juuria tämä myrkky. Ehkä pelastaa henkeä. Hyväksyttäkö nyt tehokkaita toimia, jotta voidaan päästä eroon verkkoterrorismista, myös niiden suora toisto puolustaa kuitenkin perusoikeutta ja sananvapautta. Toiseksi komissio on valmis myös antamaan jatkossakin tukia jäsenvaltioille, kun ne pyrkivät puuttumaan tähän haasteeseen. Väkivaltaisen liikehdinnän uhka on tullut hyvin esille myös 2020 agendan kohdalla, kun pyritään koordinoimaan meidän lähestymistapaan radikalisoitumiseen. Tässä on mukana muun muassa se, että autetaan kansallisia ja paikallisia hallintoja, jotta ne voivat toteuttaa toimintasuunnitelmiaan ja torjua oikeistolaista väkivaltaliikettä myös tarjoten radikalisoitumista eroon pääsemään. Ja totta kai täytyy myös puuttua vielä tehokkaampi radikalisoitumiseen. Meillä on myös kaupungit mukana. Järjestimme kokouksenkin jo alueiden komitean kanssa aikaisemmin tänä vuonna. Komissio tukee myös koehanketta, jossa on mukana kansalaisia luomassa verkostoja torjuen myös radikalisoitumista. Kolmanneksi, tätäkin on täydennetty jäsenvaltioiden taholta neuvostossa, on tärkeää tukea naapureitamme – heidän ponnistelussaan torjuttaa tätä liikehdintää, varsinkin länsi alueella. Yhteinen toimintasuunnitelma terrorismin torjunnan hyväksi allekirjoitettiin viime vuonna. Ja sielläkin on terrorismiin liittyvää politiikkaa, kuten myös kaikenlaisen radikalisoinnin estäminen. Siinä komissio on täytäntöönpanossa tarjonnut räätälöityä ratkaisuja kullekin kumppanimaalle – toimia myös tehokkaasti torjua kaikenlaista väkivaltaista ääriliikehdintää. Puhemies, me jatkossakin vahvistamme työtämme kaikilla näillä saroilla, mukaan lukien yhteistyökumppaneiden kanssa ja totta kai täällä parlamentissa. Kiitos. Seuraavana rouva Edstadler, EPP-puolueen puolesta. Kiitos puheenjohtaja, hyvä komissaari. Itävallan puheenjohtajuuskaudella onnistuttiin saamaan julkilausuma antisemitismistä, eh, johon joka velvoittaa kaikki jäsenvaltiot varmistamaan juutalaisten, juutalaisten ö, laitosten turvallisuutta. Mutta jo silloin huomattiin, että kun perusoikeusvirasto tutki asiaa, 16 400 juutalaista yli 12 jäsenvaltiosta otti osaa. Noin 96 prosenttia Euroopan juutalaisväestöstä vastasi näihin kyselyihin. Ja johtopäätös oli, että juutalaiset ovat entistä epävarmempia Euroopassa. Ja mitä sen jälkeen on tapahtunut? No eipä paljon, koska muutenhan ei olisi ollut mahdollista, että tärkeimpänä juutalaisten juhlapäivänä, Jom Kippurina, synagoga ei ole vartioitu ja sinne pääsi hyökkääjä ja murhasi kaksi ihmistä. Ja kuitenkin ihme, että ei paljon enempää tullut uhreja. Ja niin keskellä Saksaa siis tämä asia on, on kaikille kollektiivisesti kauhea kokemus, ei pelkästään juutalaisille. Ja senpä takia pitää muistuttaa jäsenvaltioita, että ei riitä julkilausumat, vaan meidän pitää ryhtyä konkreettisiin toimiin. Itävallassa on ollut hyvin hyvä yhteistyö poliisin kanssa ja hyvät käytännöt ja nyt kuitenkin tätä, näitä hallin tapahtumia ei saa toistaa, ja tähän kaikkien valtio, kaikki hallitukset ovat vastuussa sen estämisestä. Sepä. Kiitos. Seuraavaksi edustaja Köster, olkaa hyvä SD-ryhmästä. Frau Präsidentin. Hyvä puhemies, hyvät kollegat. Natsiterroristi hyökkäsi hallissa synagogaan ja tappoi kaksi ihmistä, jotka nyt sattuivat olemaan tiellä. Juutalilaiset elävät kasvavassa epävarmuudessa minunkin alueellani Dortmundissa juutalaiset kohtaavat antisemitismisiä hyökkäyksiä ja siellä kerrotaan lehdessä juutalaisista ja Dortmundissa oli hyökkäyksiä ja opiskelijatkin joutuvat tietyissä kaupungin osissa pelkäämään keskellä päivää. Ja esi, äh, jäsen, ja, ja täällä itse asiassa myös äh, opiskelijat, juutalaisopiskelijat ovat joutuneet äh, hyökkäysten kohteeksi ja heidän töitään ei arvosteta. Ja onko, olisiko järkevää nyt sitten itse asiassa äh, julkaista mitään omalla nimellään, jos tiedetään, että on juutalainen, koska tämä saattaa johtaa ääriliikkeiden hyökkäykseen, ja vaikka, vaikka kotimaan tiedustelupalvelu tekee töitä. Jom Kippurin päivänä synagogaa ei suojeltu ja tämä on sellainen laiminlyönti, joka osoittaa systeemistä puutteellisuutta. Ja tässä ei ole kyse pelkästään yhdestä tekijästä. Ja valitettavasti tämä AFDnkin edustajia istuu tässä parlamentissa ja ne hyväksyvät nämä toimet juutalaiset eivät ole ainoita, jotka tästä kärsivät, vaan me kaikki. Juutalaisia vastaan tehdyt hyökkäykset ovat hyökkäys demokratiaa vastaan, jota meidän kaikkien pitää tänään vastustaa. Kiitos. Seuraavaksi edustaja Beer Rinjöstä. Hyvät kollegat, Hallen kuvat ja muiden hyökkäysten kuvat menevät yli ymmärryksemme. Ja itse asiassa uskon, että meidän täytyy olla ilman ymmärrystä sen edessä, että antisemitismi kasvaa Euroopassa usein aliarvostettuna piilossa ja hieman piilo, piilossa ikään kuin mielenosoittajat BDS-liikkeessä eivät olisi antisemitistä. Jutsku ja jutkut, juutalaiset tällaisia kirosanoja ja, ja haukkumasanoja kuulee kadulla ja se osoittaa, että antisemitismi on arkipäivässä laajalle levinnyt ja, ja senpä takia europarometrissa juutalaiset ovat, äh, tai ihmiset näkevät äh, antisemitismin ongelmana. Ja tämä Hallen kyökkäys Jomkippurina on tärkeä kysymys, että minkä takia, äh, minkä takia sy- synagogat ovat, ovat enemmän hyökkäysten kohtoina kuin, kuin moskeijat tai kirkot. No se osoittaa, että antisemitismia on olemassa. Miten nuoret no, no, kasvavat, mitä kouluissa opetetaan? Olemmeko unohtaneet historian toisen, toisen maailmansodan katastrofin jälkeen? Miten me näitä stereotypioita vahvistamme tai miten me reagoimme antisemitistisiin hyökkäyksiin? Jättääkö se meidät täysin välinpitämättömiksi, että juutalaiset eivät voi Euroopassa enää tuntea olonsa turvallisesti? turvalliseksi. Tällaista ei saisi olla koulussa. Kouluissa pitää tematisoida näitä kysymyksiä, yhtä lailla muslimien ja juutalaisten oikeuksia. Ja nuorten pitää oppia toimimaan myös digitaalisessa ympäristössä ja digitaalisessa vihaympäristössä. Ja pitää kaupungeissa toimia aktiivisesti ja vain se, että tiedostamme sen, että antisemitismi äh, uhkaa meitä kaikkia, meitä ihan jokaista, mahdollistaa sen, että me voimme turvata Euroopan arvoja. Ja senpä meidän pitää äh, toimia antisemitismiä vastaan, riippumatta siitä, tuleeko se hyökkäys äh, vasemmalta vai oikealta tai, tai uskonnollisista tai pseudouskonnollisista syistä. Me elämme demokratiassa, kaikilla on oikeus elää ja senpä takia me haluamme osoittaa, osoittaa parempaa tietä. Meidän täytyy toimia ja osoittaa kansalaisille, että mitä me parlamentissa myös ajamme, mitä asioita me täällä ajamme ja pidämme tärkeänä. Kiitos. Seuraavaksi edustaja Kavatsiini vihreistä. Ähm, sehr geehrte Frau Präsidentin, werte Kolleginnen und Kollegen! Hyvä puhemies, hyvät kollegat. Me näemme vielä nämä veriteon kalmaalat kuvat mielessämme. Tämä tekijä vei kahdelta ihmiseltä hengen kaksi tai useat jäivät henkiin, mutta tässä on viha viha juutalaisia kohtaan ja maahanmuuttajia kohtaan. Ja tämä tapahtuu keskellä Eurooppaa. Meidän täytyy selkeästi tämä asia asiaa kutsua. Tämä on rasismi, rasismihyökkäys. Se on meidän yhteiskuntiemme ja Euroopan arvoja vastaan. Ja ihan ilmeisesti tekijä ei ole vihansa kanssa yksin ja Kemnitsin, Kemnitsin til, til, tapahtumat ja fasistiset Salvinin puheet ja Le Penin sanat maahanmuuttajia vastaan ja, ja, ja, nyt, ja Halle kaiken jälkeen. Nämä kaikki riippuvat toinen toisistaan. Jo vuosikausia oikeu, äärioikeistolaiset tekevät yhteistyötä myös tässä parlamentissa ja ovat vastaan, vastaan vähemmistöjä ja tämä on se yhteiskunnallinen ilmasto, jossa nyt elämme. Myös täällä parlamentissa on sellaisia oikeus, oikeistolaisia liikkeitä, jotka pitävät oikeutettuna sitä, että, että heitellään bensiinikanistereita vähemmistöjen, vähemmistöjen tiloihin. Meidän pitää nyt päättäväisenä, paljon päättäväisempänä kuin mitä tähän saakka on tehty. Meidän pitää tuomita antisemitismi valistuksella, koulutuksella, mutta myös rikosoikeudellisesti. Ja kiitämme komissiota siitä, että sillä on uusia painopisteitä ja että oikeistolainen äh, terrorismi koitetaan saada äh, kontrolliin. Tämä koskee kaikkia eurooppalaisia, nimittäin nämä verkostot leviävät eurooppalaisesti. Me tarvitsemme eurooppalaista yhteistyötä, äh, poliisiviranomaiset ja, ja ja, ja rikospoliisien pitää tehdä yhteistyötä. Oikeistoterrorismia pitää seurata, koska se on Euroopan laajuisesti verkostunutta. Ja meidän pitää vahvistaa demokraattisia voimia Euroopassa se pitää vihan liestomista vähentää sekä kadulla että parlamentissa. Kiitos kaikille niille, jotka joka päivä taistelevat euro- avoimen eurooppalaisuuden puolesta. Kiitos. Ja seuraavaksi edustaja Möytten ID-ryhmästä. Frau Präsidentin. Der... Kiitos puhemies. Hallen hyökkäys on rikki uskomus, jota, jonka teki psykopaatti. Ihmishenkien menettämistä pitää valitella, mutta niitä olisi enemmän, jos hän olisi päässyt synagogaan sisälle. Hän oli antisemitistinen murhaaja ja se menee kaikkia sitä vastaan, mitä me edustamme. On aivan kiistatonta, että äärioikeistolaisuus on vaarallista ja sitä pitää oikeusvaltiossa torjua ihan kaikkialla ja aina. Mutta sanomme myös, että valtiolla ei ole, ei ole mahdollisuutta sallia oikein, minkäännäköistä ääriliikehdintää, ei mistään suunnasta. Mutta ja se, että meillä on erilaista, erilaisia kaunopuheellisia sanoja, e, tarkoittaa sitä, että kaikki e, synagogat olisi pitänyt e, jomkippurina saada suojatuksi, niillä aseellista suojaa niillä olisi pitänyt tarjota, mutta tällaista vaatimusta ei ole toteutettu. Vain synagogan vankka ovi esti sen, että tätä synagogassa piilossa olevia ihmisiä ei kaikkia murhattu. Ei mikään ministeri tätä estänyt. Ja minu, minun puoluettani ei saa, ei saa syyttää, niin kuin täälläkin tapahtuu. Täällä on kiihottamista ja sitä ei sallita myöskään. Ja täytyy sanoa myös selvästi se, että se, joka Israelia ja juutalaisia vastaan, se tulee vasemmalta ja nämä ihmiset, nimittäin vasemmistolaiset ja vihreät, ovat nimenomaan niitä, jotka eivät ole Euro- Euroopassa tapahtuvaa saksalaisten antisemitismia ja Israelin vastaista äänestystä hyväksyneet. Mutta EU-ssahan me olemme todenneet, että Hamas on terrorijärjestö ja sitä kuitenkin rahoitetaan. Ja meitä sitten haukutaan antisemitisteisesti. Jos me jonain päivänä hallitsemme, niin silloin me äh, haluamme turvata juutalaisia kansalaisiamme. Te ette ole sitä pystyneet tekemään. Ja täällä on paljon valheita ja, ja uhkailuja. Me olemme Israelin ystäviä ja me olemme juutalaisten elämän ystäviä. Se pitää kaikkien ymmärtää. Eikä täällä meitä saa haukkua natseiksi. Se on aivan arvotonta, se on aivan kamalaa. Kiitos. Se, hyvät kollegat, olen pahoillani Mutta kun meillä nyt on ensimmäinen kierros puheenvuoroja poliittisista ryhmistä, niin siellä ei voi sinisiä kortteja pyytää. Ja seuraavaksi Pujade, olkaa hyvä, ECR-ryhmästä puolitoista minuuttia. Kiitos, Kiitoksia puhemies. Hyvät naiset ja herrat, se delegaatio ja se ryhmä, johon minä kuulun, aina ollut ensimmäisenä tuomitsemassa antisemitismin. Eh, ja erona toisiin ryhmiin tässä parlamentissa me, me vastustamme kaikenlaista syrjintää etnisen taustan, sukupuolen tai uskonnon eh, perusteella. Ja me pidämme ihmisarvoa ja yksilön arvoa enemmän kuin tämä eh, konse, sosiaalidemokraattinen konsensus. Ja niin kuin me jo pelkäsimme, niin, niin Eh, vasemmisto on tämänkin traagisen teon, joka kohdistui synagogaan, on jo muuttamassa tällaiseksi eh, toisen ajattelun osoitteluksi. Ja käytetään hyökkäystä, jonka kaikki me torjumme ja tuomitsemme eh, yleisen mielipiteen manipuloimiseksi. Ja sillä pyritään poistamaan legitiimisyyttä sellaisilta poliittisilta vaihtoehdoilta, joilla ei ole mitään tekemistä näiden tapahtumien kanssa, joista tänään puhutaan. Ja pu, puhut, nythän puhutaan eh, väkivallasta, joka tulee äärioikealta, eikä vain väkivallasta ja ääriajattelusta sellaisenaan. Minkä, minkä takia te ette puhu näistä no-go-zoneista, jossa, jossa naiset eivät voi lähteä kotoaan rauhassa? Ja jos ajatellaan sitä, että e, e, Saksan hallituksen edustaja sanoi, että, että juutalaisten ei pitäisi ulkosalla käyttää kipaa. No tätä ei todellakaan Unkarissa ja Puolassa, siellä ei ole kenelle kukaan, kukaan suositellut tätä. Ja jos halutaan taistella väkivaltavia ääriilmiöitä vastaan, täytyy, täytyy e, ennen kaikkea puuttua siihen kauheaan, mitä on tapahtumassa kotikaupungissa, niin separatistisen Barcelonassa tällä hetkellä. Aussprache, Frau Präsidentin, Hyvä puhemies, hyvät naiset ja herrat. Ongelmana Saksassa on se, että että siellä on ruvettu kaikki, kaikkia kutsumaan juutalaisvihaksi. Ja itse asiassa kaikkea tätä lietsomista on ollut jo, jo kymmeniä vuosia. Ja ja kun on sanottu, että koskaan en, uudest, uudellaan tätä ei saa tapahtua. Niin se, se on itse asiassa se journalistista kieltä ja hän eh, kirjoitti saitista tästä. Ja, ja tätä Euroopassakin sanotaan ei enää koskaan. Hallen rikosten jälkeen on ö, eh, puhuttu vain yksittäisestä tekijästä – ja EKA e, e on puhunut traagisesta yksittäistapauksesta, mutta miten e, synagoga hyökkäysten jälkeen 90-luvulla ja Pariisin ja Brysselin ja NSU-prosessin jälkeen Saksassa edelleenkin puhutaan mukamas yksittäisistä tekijistä tekijöistä. Ja taas, jos yhdessä Dortmundin moskeijassa oli polttopullohyökkäys, kun poliitikot puhuvat Hallen tilanteesta ikään kuin yllättävänä hälytyskellon soittajana, niin vaikuttaa siltä, että he ovat jo nukkuneet jo vuosikymmeniä, koska antisemitismiä ja rasismia ei ole koskaan yhteiskunnasta saatu kitkettyä. Ja itse asiassa nyt meillä on poliitikkoja, jotka ovat puhuneet siitä, että antifasismia ei saa sallia, niin kuin herra Moitteen äsken sanoi. Mutta poliitikot sulkevat silmänsä oikeisto, oikeistolta, mutta ei, vasta, ei tänään, vaan jo, jo toista päivänä ja äärioikeistoliike ja antisemitismi on, on moninainen juuriltaan. Ja se tarkoittaa sitä, että ei osata kunnioittaa toinen toistamme. Ja valitettavasti myös tässäkin talossa semmoista näkyy. Herra Moiten on hyvänä esimerkkinä. Vihapuhe tarkoittaa tarkoittaa sitä, että lietsontaa saa täällä äh, harjoittaa. Antisemitismiä ja rasismia pitää laajasti äh, torjua valistuksella ja hyvä komissio, ei pelkästään verkossa. Nimittäin siellä yksittäiset toimet eivät riitä, vaan valistus, demokratia, integraatio ja äh, syrjäytymisen estäminen. Ja ja me emme kaikki, me, emme, me olemme kaikki hallista vastuussa. Kiitos seuraavana herra Lagos, sitoutumattomat. Please use your mic. Mikrofoni. The translator cannot hear you. Tulkit eivät kuule ilman mikrofonia. Thank you Kiitoksia kovasti. Ensinnäkin toteaisin, että mitä joitakin päiviä sitten tapahtui, on tuomittava teko. Minulla ei ole kovin paljon aikaa käytettävissäni, mutta ei pidä unohtaa, että jos on jokin uskonnollinen ryhmä, joka, joka viime vuosina on kärsinyt eniten, niin kristinuskoa. Kun näistä asioista täällä Euroopan parlamentissa ylipäätään puhutaan, niin jokin aika sitten puhuttiin päätöslauselmasta keskustelun kerran, mitä tapahtuu kristillisten ihmisten kohdalla Afrikassa. Sitä ei pidä unohtaa. Fox Newsin mukaan nimittäin kristittyjä mainotaan eniten. On sellaisia uutisia, joita ei voida edes kumottaa, että 574 hyökkäystä kristittyjä kohtaan. Kukaan ei mainitsi sitä. 263 iskua kristillisiin kirkkoihin Ranskassa ja kukaan ei puhu tästä. Miksi sitten täällä puhutaan antisemitismistä, mutta ei antikristillisyydestä? Tämä on kaikki sellaista, jota tapahtuu. Ja pitäisi siis puhua siitä, mitä muuallakin tapahtuu. Tuomittavaa on paljon, mutta on muitakin asioita muualla. Ja siinä ei pitäisi vaieta siitäkään. Paitsi on oikeistolaista ääriliikehdintää ja väkivaltaa, niin minun maassani Europolin mukaan 23. päivä kesäkuuta 2018 eniten terroristit tulee vasemmalta. Kiitos kollega. Seuraavana puhujavuorossa EPP Rova Nibler. Kiitos puhemies, komissaari, hyvät kollegat. Kiitos ensinnäkin tämän päivän keskustelusta, miten antisemitismi ja äärioikeistoliikkeet kasvavat Euroopassa. Kaksi viikkoa sitten oli tämä aseellinen hyökkäys, hyökkäys Hallen synagogaan, jossa kaksi ihmistä kuoli. Ja tämä kamala hyökkäys osoitti, että meidän pitää tehdä kaikkemme, jotta me voimme Saksassa turvata juutalaisia. Ei pelkästään Saksassa, mutta myös muissa Euroopan jäsenvaltioissa. Hyvät kollegat, antisemitismi on kasvamassa kaikissa maissa. Juutalaisilla hautausmailla piirretään hakaristeja, hautakiviin ja Hitlerin tervehdyksiä näkyy ja antisemitismiä vasta, vastaisia sanoja kuuluu siellä sen, sun täällä. Ja, ja itse asiassa holokaustin muistopäivänä Brysselissäkin muistutettiin, että antisemitismiä ei ole pelkästään Saksassa, vaan muissakin Euroopan maissa, ja että juutalaiset eivät enää tunne oloaan turvalliseksi Euroopassa. Emme voi hyväksyä sitä, että juutalaisviha on nyt hiipinyt Eurooppaan, ja siitä on tullut uusi normaali. Se, että juutalaiset eh, eivät eh, tunne oloaan turvalliseksi, tarkoittaa, että me olemme epäonnistuneet, ja senpä takia meillä on uusi eh, aloite antisemitismiä ja äärioikeistoja vastaan ensinnäkin internet internet ei ole täysin vapaa paikka se, missä siellä ei saa lietsoa vihaa vähemmistöjä vastaan. Nuoria pitää kouluttaa pienestä alkaen ja valistaa ja meidän pitää katsoa, että viha rikokset eivät saa maaperää. Varoitettavasti herra Moitteen on lähtenyt jo. Meillä on tietysti ääriliikkeitä oikealla ja vasemmilla. Molempia pitää torjua, mutta jos joku pitää holokaustin merkki, muistomerkkiä Berliinissä häpeänä, niin sellaista ihmistä tänne ei saisi päästä. Kiitos kollega Niiblen. Seuraavana kollega Inser ja SND. Något är ruttet i Europa. Puhemies, Euroopassa on jotain mätää äärioikeisto on edennyt monissa maissa ja kasvava eh, valkoista ylivaltaa kannattavien järjestöjen väkivalta ja äärioikeistopuolueet ja niiden mielipiteet. Jopa tässä parlamentissa on eh, puolueita ja ryhmiä, joilla on outoja mielipiteitä. Niin kuin Michel sanoi, Eh, sanallinen väkivalta johtaa fyysiseen väkivaltaan. Hallen synagogan hyökkäys oli hyökkäys koko demokratiaamme vastaan. Väkivalta ja terrorismi äärioikealta ei ole mikään uusi ilmiö Euroopan historiassa. Me näimme sen 1980 Boloniassa ja 2011 ja näimme sen jälleen 2019 Uudessa Seelannissa. Ja me näimme sen silloin, kun Eurooppa oli toisen maailmansodan jälkeen raunioina. Useissa jäsenvaltioissa, myöskin yhdistyneessä kuningaskunnassa, poliisi on e, sanonut, että äärioikeistolainen terrorismi on kaikkein suurin uhka ja on saatu kiinni eh, kolmena vuonna peräkkäin entistä enemmän oikeistoon liittyviä eh, väkivallan tekijöitä. Ja uskonnolliset ja etniset vähemmistöt, naiset, pakolaiset ja ihmiset, joita pidetään poliittisina vastustajina ovat näitä uhreja. Ja meidän, meidän täytyy ta- viha, ru, viharikokset määritellä jäsenmaissa eri tavoin ja, ja ni, niissä on hyvin erilaisia määritelmiä. Meidän täytyy taistella verkossa tapahtuvia viharikoksia vastaan – ja meidän täytyy mm, muistaa, että viha, väkivalta ei ole mikään voima. Me voimme taistella sitä vastaan ja rakentaa paremman Euroopan. Kiitos. Seuraavana puheenvuoro äh, Körner ja Rinju ryhmästä. Presidentin. Kiitos puhemies, hyvät naiset ja herrat niin kuin Hallessa Euroopassa jo vuosia rasistit, fanaattistit ja äärioikeistolaiset tappavat ihan sattumanvaraisesti. Ja poliitikkojen vastaus on aina sama. Niin kuin Saksassa CDU haluaa, haluaa kieltää tietokonepelit, joku haluaa kasvattaa rajoille, rajoille vartijat ja niin edelleen. Ei tämä olisi estänyt Hallen hyökkäystä. Poliitsi, poliisin läsnäolo oli sen, sen voinut ehkäistä. Nyt jäsenvaltioiden pitää saada resursseja niin, että poliisit, poliisit pystyvät toimimaan paremmin ja tehokkaammin. Mutta jokainen antisemitisminen hyökkäys Euroopassa on hyökkäys valtiota vastaan. Ja minä, minä itse asiassa häpeän Saksan tilannetta, mutta niin kuin herra Moitten sanoi, Tämän antisemitismin kasvu johtuu siitä, että ei olla saatu integroitua. No itse asiassa rikospoliisi Saksassa on tutkinut asiaa eri tavalla. Antisemitistiset rikokset ovat nousseet kyllä, mutta vielä enemmän äärioikeistolaiset hyökkäykset ovat lisääntyneet. 2008 1600 äärioikeistolaista 150 ulkomaisia kohtaan ja 1600 äärioikeistolaista. Ja itse asiassa tätä muukalaisia kohtaan oleva viha meidän täytyy nyt ryhtyä kitkemään. Kiitos seuraavan puheenvuorossa Rova Kunke vihreistä. Tack, fru talman. Kiitos puhemies. Viha juutalaisia vastaan. Sitä löytyy kaikkialta, jopa täällä. Vaikka täällä onkin sudet lammasten vaatteissa, Hallen isku on todella vihamielinen isku juutalaisia vastaan ja se on häpeäksi kaikille jäsenvaltioille, koska olemme päättäneet, mitä olemme. Yhtä lailla on meitä muitakin, jotka eivät ole yhteen ihmeissään. Se, että ei ole uskallettu suojella ihmisiä, puolustaa heitä, jotka haluavat vain käyttää oikeuksiaan, uskoakseen mihin haluavat uskoa, elää niin kuin haluavat ja elää vapaudessa. Monesti ennenkin on isketty tähän. Sama kohtalo on ollut muillakin kuin allessa oli. Meidän täytyy nyt estää tämä vihaa uhkuva ääriliikehdintää. Me tarvitsemme rakentavia toimia ennaltaehkäisten, jotta voidaan saada

ovat jälleen kerran joutuneet vainon kohteeksi monissa maissa ja jopa maanpakoon. väkivaltaiset islamistit ovat heidän suurin vainojansa ja tämä johtuu hallitsemattomasta maahanmuutosta. juutalaiset ansaitsevat tietysti kaiken tukemme. miksi tällainen täysin yksisilmäinen aihe tuodaan edes käsittelyyn?

Se, mitä Hallessa tapahtui, osoittaa varsin hyvin, miten suuresta häpeästä antisemitismissa on kyse, ei pelkästään Saksassa, vaan myös Ranskassa. Mutta ei enää uskalla sanoa olevansa juutalainen sen paremmin Berliinissä kuin Pariisissa. Ei voida sanoa, että ei mukaan olisi sama asia. Kaikkialla varmasti saksalaiset joutuvat miettimään omalla kohdalla erityisesti. Totta kai meidän täytyy tuomita kaikki murha toi teot. Me olemme nyt todistamassa oikealla, kuten vasemmallakin, radikalisoitumista. Saksassa akateeminen tutkimuksen sana paus kärsii. Bent Luck on osoitus siitä. Ranskassa puolestaan on puolestaan isketty keltaisten liivien liikkeeseen, koska ihmiset ovat nyt menneet kaduille muuallakin osoittamaan mieltään. Ja sitä kohdeltiin raalla kädellä. Timmermans voisi miettiä myös näitä siltä. Seuraavana puheenvuorossa herra Urban Crespo, yksi minuutti. Eh, Puhemies, eh, vaarallinen teollisuus, joka to- toteuttaa eh, kauheimmat kuvitelmat Euroopassa. Kuinka me, kuinka nyt ne ehdot, ehdotukset, eh, joita äärioikeus esi, esittää nyt eh, ne, ne, Kataloniassa, Ranskassa ja muualla, tällä perusteella on pyritty normalisoimaan äärioikeutta ja oikeistoa ja tekemään leikkauksia. Ja ja tämä vaarantaa demokratian ja meidän mantereemme, jossa demokratia on, eh, juontaa juurensa fasismin vastaisesta taistelusta ja ja, ja nyt äh, eh, eh, otet, siirretään Frankon jäänteet, mutta, mutta täytyisi kuitenkin päästä eroon frankismista ja vuosisadat, jonka aikana tämä on jatkunut, meidän, meidän täytyy eh, toistaa. Tämä ei saa toistua. Es folgt in der Aus- Seuraava puheenvuoro on kollega Foxille yksi minuutti. The attack in Halle is horrific. Kiitos. Isku oli kamala, sokerava, että niin juutalainen ja juutalainen ihmiset tarvitsevat poliisilta suojaa mutta minulla on omat huoleni myös meidän reaktioissamme. Ei pidä liian yksinkertainen. Antisemitismi ei rajoitu pelkästään äärioikeistoa kyllä vasemmalla. Myös minun maassani antisemitismi on tosiasia vasemmistojärjestöissä, enkä sano niin, että tässä nyt silmä silmästä halutaan ruveta toimimaan. Mutta pitää olla rehellinen. Sanoin myös, että on kovin houkuttelevaa, kun nähdään tämä tyyppistä ääriliikehdintää, niin että se pitää nyt nujertaa, mutta kehottaisin Saksan kollegoja ja muitakin omissa kansallisvaltioissaan miettimään, ettei ruveta kieltämään, estämään sananvapautta ja pelkästään vihapuheen nimissä ruveta nujertamaan. Sitähän EU tekee, mutta vapauden rakastajat eivät. Parlamentikollegat, teidän pitää olla varovainen siinä, jos ruvetaan sy- syyttämään ketään, jos on eri mieltä vain. Todellinen vihapuhe ovat niitä murhaajia, jotka myös leivävät meitä, kun haluamme puolustaa vapauttaa ja torjua antisemitismia, kuten muutakin syrjintää. Seuraavana puhujavuorossa äh, kollega Sarsar Lerhos, EPP puolesta. Gracias y gracias por este debate que es oportuno. Kiitoksia tästä keskustelusta, joka mahdollistaa sen, että me voimme katsoa niitä, tarkastella ketkä nämä rikoksen ovat suorittaneet ja ketkä ovat uhreja. Ja uhreina jälleen kerran äh, toteamme, että antisemitismi ja ju- juutalaispelko ovat tämänkin teon taustalla. Antisemitismi äh, se, synt, se syntyy äärivasemmistolla, ajattelusta ja jihadismista. Ja sillä on yhteiset juur, juuret ja nämä ja, ja, ja tässä, jo, jos pyritään, si, sanotaan, että eh, holokaustin kieltäminen avaa tien eh, eh, samanlaiseen pahuuteen. Me, jo, jos me, me olemme nyt tällaisella ei näe mitään, ei kuule mitään asenteella. Kyllä, ja nyt meidän täytyy kuulla ja meidän täytyy todeta, että todellakin antisemitismi laajenee ja sitä vastaan pitää taisteella Euroopassa. Eh, tämä tragedia johtuu juuri siitä ja meidän pitää... Minä haluaisin tällä hetkellä todeta, että PP-puolueen ansiosta 31 000 sefardi-juutalaista on saanut eh, Espanjan kansalaisen. He, heivät, heidät karkotettiin 1400-luvulla Espanjasta ja nyt heidät on tunnustettu espanjalaisiksi ja eurooppalaisiksi. Kiitos. Seuraavana puheenvuorossa kollega Viedron arvoisa Kiitos puhemies. Tässä keskustelussa me olemme kuulleet myös sanan Auschwitz. Minun maassani toimi tämä natsirakentama keskitysleiri. Keskitysleiri ei kuitenkaan perustunut krematorioihin, kun sitä rakennettiin. Se käynnistettiin jo paljon aikaisemmin, kun kun me puhumme siitä, että me iskemme synagogaan tai moskejaan tai ammumme syyttömiä ihmisiä, niin myös puolustuskyvytön maahanmuuttajia tai kun sytytetään jonkin kotiin turvapaikanhakija kotiin, niin meidän joukossamme on myös edustajia, johtajia puolueista, jotka, jotka kutsuvat eri nimillä maahanmuuttajia, jotka ikään kuin sairastuttavat yhteiskunnan, saastuttavat yhteiskunnan. Meillä on edustajina täällä puolueista, jotka haluavat tota, toteuttaa niin kutsuttuja vapaita alueita seksuaalivähemmistöistä. Meillä on totta kai Knanskin pormestarin kohtalo mielessä, hänet tapa, tapettiin myös, koska joku vastusti hänen vakaumuksiaan. Kun Adamovic täällä halusi, että nyt lopetetaan henkilöiden vaino, kun jos joku haluaa tarttua maahanmuuttajan kovakorisesti, kukaan ei liikattanut Täällä ei pidä kuitenkaan unohtaa tätä. Minä tulen todellakin tuosta maasta. Meillä on myös oma perintömme, eikä ole osattu kutsua vihaa omalla nimellään, koska ollaan ikään kuin joko puoltavansa tai ei, niin asia pitää kutsua millä nimillä. Kiitos. Seuraavana puheenja vuorossa kollega Fareng. Yksi minuutti. Madame la présidente. Kiitos puhemies. Pari viikkoa sitten mies Hallessa ampui. Se oli antisemitistinen terrorisku synagogaa kohtaan. Jonkipurpäivänä hän välitti suoraan sen verkossa 35 sekuntia ja monet tuhannet ihmiset näkivät nuo kuvat ja levittivät eteenpäin. Tämä muistuttaa Christchurchin moskeiskua. Me tarvitsemme tiukkaita, nopeita toimia, luoda eurooppalaiset puitteet, käydä myös kolmikantaneuvottelut terrorismin sisällöistä ja niin, että voitaisiin myös AV-direktiiviä ja 2016 säännöstöjen käyttämistä tehokkaammin, koska se ei riitä. Meidän täytyy päästä käsiksi sisältöön kaikilla alustoilla verkossa niin, ettei internet enää arkipäivästä näitä ääriliikehtintöjen toimia. Meidän täytyy muistaa historiamme. Yksi kymmenestä eurooppalaisesta nuoresta ei tunne holokaustia. Meidän täytyy puuttua juuri syihin koulussa, lyseoissa, niin että internet olisi vapaa, mutta myös vastuuntuntoinen. Kiitos. Seuraavana puhujavuorossa kollega Lagodinski vihreistä. Seit Tagen reden Menschen. Jo päiviä on puhuttu Hallen tapahtumista ja ihmiset puhuvat toisiaan vastaan toistensa ohi oikeat, no, oikeisto tekee näin, ihan kuin heillä olisi mitään tekemistä tämän hyökkäyksen äh, kanssa, ikään kuin että holokausti otetaan, otetaan historian käännekohdaksi ja että tässä olisi maahanmuuttopolitiikassa tehdään täyskäännös. Minä olen juutalaisen yhteisön ja saksala, saksalaisen yhteiskunnan jäsenenä häpesin, kun kuulin tästä tapahtumasta. Ja kuitenkin sanon, että tämä hyökkäys tapahtui oikeista syistä. Ja se pitää ainakin tunnustaa. Mutta vasemmalla ja keskelläkin pitää tehdä jotain. Ja tietenkin mekin yksinkertaistamme asioita, jos vain katsomme oikeaan. Ja monet keskustelut kiertävät kehää, loputtomat keskustelut, onko tässä kyseessä yksittäisestä, onko suunnitellusta vai AFD-yhteys vai ei. Ja kaikki turhaan, jos me emme etsi näitä oikeita vastauksia, meidän pitää olla vastuussa. Mehän olemme vastuussa itse tästä, emme kaikki syyllisiä, mutta me olemme vastuussa tästä. Ja tällaiset rituaalit, meidän, meidän oma käyttäytymisemme ja meidän perheidemme ja sukujemme ja kollegoiden käyttäytyminen. Me emme voi yksinkertaista asioita. Tietenkin me voimme tehdä jotain. Me voimme, me voimme vahvistaa sellaisia kansalaisjärjestöjä, jotka vastustavat antisemitismiä. Ja me voimme varmistaa sen, että juutalaisten tiloissa on turvaa. Ja me voimme myös määritellä tar- tarkemmin rasismia rasismin ja viharikoksen ja niin, että niistä tulee myös rikosoikeudellisia rikoksia kaikissa maissa. Ja varmasti uusi komission puheenjohtajakin voi tehdä jotain, jotta lähetetään sellainen viesti, että antisemitismin torjunta on tärkeää. Kata Rinna von Schnoobal, joka koordinoi antisemitismi äh, liike, niin, tämä, äh, niin äh, tämä, tä, tällaista tietenkin komission pitää tukea. Se olisi uusi alku myös komissiolle. Kiitos puhujavuorossa kollega Rivier, puolitoista minuuttia. Euh, Kiitos puhemies. Hyvät kollegat, 9. lokakuuta Halleen tehty isku jälleen kerran osoittaa, että antisemitismi nostaa uudelleen päätään mantereellamme. usean vuoden ajan tehnyt niin. Paitsi, että tuomitaan se ja olla kauhistuneita, niin täytyy myös osoittaa sormella, mitkä ovat todelliset syyt. Kyllä Hallen synagogaan iski uusnatsi jo joitakin harvoja poikkeuksia on ollut, mutta yleensä on kyse myös arabi muslimiperäisiä iskuja, kuten komissiokin totesi Ranskassa, Alimi 0 Iperkesher osoittavat, miten murhaava radikaali islamismi on. Monet muslimimaat ovat tätä levittäneet ja kyllästymiseen asti myös, myös tuoneet antisemismia tänne. Eli pitää puuttua antisemitismin juuri syihin ja pitää pikimmiten sulkea kaikki salafistimoskeat Euroopassa. Tehdä johtopäätökset diplomaattisesti kun jatkuvasti halveksitaan Israelia ja tuomitaan tiukasti myös maan käyttö ääriö vasemmiston ja väkivaltaisimmassa liikehdinnässä. Seuraavana kollega Raussen ECR-ryhmästä. Commissaris, als de laffe aanslag Komission jäsen puhemies. Eh, jos tämä isku Halleen tekee jonkun asian selväksi, niin se on se, että vuonna 2019 antisemitismi on eh, elossa ja voi hyvin. Ja tällaiset tapahtumat lisääntyvät jatkuvasti ja antisemitismi on monitahoinen hirviö. Eh, se ilmenee monin tavoin ja sen takia tällainen viha, siitä pitäisi tulla komissionkin tärkeä prioriteetti ja täytyy olla riittävästi resursseja ja täytyy saada aikaan koordinaatiota ja jäsenvaltioiden tulisi tuomita tiukemmin antisemitismi. Sí, gracias. Kiitos. Pelmättä on uhrista pitkä luettelo Pablo Fistas varmasti tunnette hyvin Joe Cox, Carlos Palomino, Utojan Murhaja, uhrit ja, ja noin neljä päivää sitten Barcelonassa äärioikeus iski yhteen nuoren. Tämä ei ole pelkästään yksittäinen tapahtuma, vaan vaikka moni haluaa niin väittää, se on tuotosta, vastuuttomuudesta joidenkin parissa, jotka eivät siihen puuttua uskalla mutta totta kai täytyy ne, jotka haluavat puristaa noiden mainetta kerätien kannuksiaan, täytyy miettiä vihapuheita, joka kohdistuu naisiin, maahanmuuttajien, seksuaalivähemmistöihin, tai sitten ne, jotka sitten iskuja tekevät kadulla. Siinä on eronsa. Se pitäisi vakavasti miettiä. Euroopan parlamentissa ja komissio pitäisi nyt ei pelkästään vastu- nimiä vastuuttomasti, vaan puuttua myös fasistien puheisiin, kuten esimerkiksi mukaamme nyt on tullut uusi salkku komissionkin puolustamaan eurooppalaisia elämäntapaa. Euroopan parlamentti ja Eurooppa voisi miettiä, mitä sanoi yksi antamisten espanjalainen taistelija. Fasismista ei keskustella, sitä torjutaan. Kollega. Niin Teidän, teille esitettiin sininen kortti. Hyväksyttekö sinisen kortin kysymyksen kollegalta? No, no it was a blue card. You used the blue... Te käytätte sinistä korttia. Jos se ei ole, niin jatkamme keskustelua. Kiitos. Seuraavana annan puheenvuoron kollega Formanille. Yksi minuutti. Hello, it is a blue card. Kyllä täällä on sininen kortti. Where? You... No missä? And go. She accepted already. Hän on jo hyväksynyt, joten voimme ottaa sinisen kortin kysymykset. Kiitos. On todella mielenkiintoista, kun kuulen tällaisia lausuntoja, jotka sanoitte, että minä homona ja mustana olen, minua on, minua on haukuttu kaiken näköisesti tuolla toiselta puolelta salia on todella tekopyhä, että sanotte tällaista. Ja se jakaa ihmisiä. Ja tämä ei ole, tämä ei ole mustan yhteisön kysymys ja mitä te ajattelette Euroopasta, vaan siitä, että ollaan ilkeitä rasisteja ja että luodaan sitä vihaa, jota me tällä puolella salia emme hyväksy. Katsokaapa peiliin ja miettikää, mitä sanotte ennen kuin käytätte tällaista kieltä, koska vaarana on se, että teidän käyttämänne kieli silloin, kun oikeat natsit tulevat ja oikeat fasistit, niin ette voi enää tunnistaa heitä. You have, you have 30, seconds for the 30 sekuntia vastaukselle. Esto no tiene que ver con Ei tämä riitu yksittäisten tapausten kanssa, vaan poliittisten kantojen kanssa, mistä keskustellaan, mitä ehdotetaan, mitä muut ovat tehneet. Teidän ryhmässänne kylläkin moni haluaa ihmisoikeuksia polkea ja todellakin panna vaara monia ihmisiä. Ei ole kyse siis pelkästään henkilökohtaisesta asiasta, poliittisesta linjauksesta, konkreettisista toimista, poliittisissa järjestöissä. Jokainen tekee mitä tekee yksinään mutta minun henkilökohtaiset olosuhteenikin voivat johtaa eri käsityksiin. On kyse politiikasta, mitä organisaatiot tekevät, että jatkuvasti pilkataan ihmisoikeuksia. So. No, niin haluan vielä selventää nämä välikysymykset 30 sekuntia ja siihen vastaus 30 sekuntia. Ja jotta voimme hyväksyä nämä, niin pyydän, että noudatatte myös tätä aikarajaa. Seuraavana sitten teidän puheenvuoronne. Niin jos minä ymmärsin oikein, että jotta tulkit voivat tulkata, niin meidän täytyy antaa itse asiassa mahdollisuus keskustella tästä ääriliikkeestä. Mutta minusta tämä oli hieman loukkaus. Hyvä kollega, minä en tällä tavalla asiaa niin me voimme keskenämme tästä saisinko puhua nyt loppuun. Kun teillä on mikrofoni, niin saatte puhua loppuun. Kun se on minulla, niin silloin me toimimme protokollan mukaan ja me tutkimme tämän asian ja katsomme, miten asia etenee. Mutta siinä, sitä ennen jatkamme keskustelua Van Dalen 1,5 minuuttia. Ah, I'm sorry. Yeah kollega van Dalen, das war jetzt Kollega van pyydän anteeksi. Minä Formanille, Formanin nimen olen jo poistanut, mutta itse asiassa en halunnut hypätä teidän ylen, ylitsenne. Ensimmän, ensinnä kollega Forman, sitoutumattomat, olkaa hyvä, yksi minuutti. Murderer was shooting at the doors. Niin, samat. minun, minun pehipänä päivänä Jom Kippurina minäkin olin oma synagogani ovella, jossa eh, autoin suojelemaan omaa seurakuntaani. Kaikkialla maailmassa juutalaiset joutuvat suojelemaan itseään hyökkäykseltä. Vain kaksi eh, sukupolvea holokaustin jälkeen minun isäni on holokaustin e-, elon jäänyt. Ja tämä Hallen hyökkäys on varoitus. No mikä, mikä eh, tästä voi sitten päätellä? Kun, kun ihmiset ovat kyllästyneet talouspolitiikan epäonnistumiseen, heistä, tule, he, heistä tulee vihamielisiä. Minä minä liityin Brexit-puolueeseen, koska minä pelkään sitä vaarallista tietä, jolle Eurooppa on menossa. Euroopan valuutta äh, äh, tärveltyy ja, ja äh, toisen maailmansodan jälkeen sekä, sekä vasemmalla että oikealla ollaan entistä ääri, suuntautuneita. Tämä voi olla viimeinen puheeni tässä, tässä parlamentissa. Me tarvitsemme vapaiden, riippumattomien kansakuntien eh, Euroopan ja niiden ihmisten, joita me edustamme. No nyt sitten kollega Van Dalen EVP-ryhmästä puolitoista minuuttia. Puhemies, viime kesänä perusoikeusvirasto julkaisi kertomuksen – kertomuksesta kävi ilmi, että viimeisen viiden vuoden aikana antisemitismi on kasvanut niin paljon, että jopa 30 prosenttia Euroopan juutalaisista on nyt lähtenyt, on joutunut juutalaisuutensa vuoksi iskun kohteeksi. Ihmiset sanovat, että he joutuvat lähtemään Euroopasta. Hallen Viimeaikainen isku voi vahvistaa tämän. Luvut ovat hyvin huolestuttavia. Me puhumme täällä aina perusoikeuksista ja oikeusvaltioperiaatteesta on tärkeää, että komissio ottaa myös antisemitismin yhdeksi prioriteetikseen. Jäsenvaltioita pitää rohkaista takaamaan juutalaisyhteisöjen turvallisuus maksaa tarvittavasta suojelusta. Me tarvitsemme myös koulutusohjelmia, jossa keskitytään holokaustin juutalaisten historian Euroopassa ja lopuksi uuden komission täytyy ottaa antisemitismi yhdeksi painopisteeksi politiikassaan. Se tarkoittaa, että komission puheenjohtajan täytyy varmistaa, että koordinoidusti tätä käsitellään hänen johdollaan. Kiitos. Seuraavana kollega Ward, 1,5 minuuttia. Uh, thank you. Kiitos puhemies. Ensinnäkin haluaisin esittää sy- syvemmän osanottani ni- kaikille niille, ja, jotka olivat uhreina ja erityisesti kahden kuolonuhrin perheille. Tiedän, että koko Euroopan parlamentti on kansanne tänään. Tämä Terrori-isku Hallessa on jälleen eh, yksi suun, suunniteltu hirveä isku juutalaisyhteisöä vastaan. Ja tällaiset toimin, toimet ovat lisääntymässä Euroopassa. Eh, Ranskassa 74 prosenttia, 10 eh, prosenttia yhdistyneessä kuningaskunnassa ja yli 60 prosenttia Saksassa. Ja, ja sen jälkeen, kun 84 vuonna alettiin tilastoja pitää, niin tämä on pahin vuosi. Ja, ja äh, vuonna 2018 meillä oli yli, yli 30 äh, prosentin lisä, lisäys äärioikeiston iskuissa. Me emme voi pysyä toimettomina. Meidän, tä, meidän täytyy äh, kulttuurien välisen vuoropuhelun ja koulu, opetuksen kautta pyrkiä ennaltaehkäisemään antisemitisiä tekoja ja kielenkäyttöä. Olen, olen ylpeä Manchesterin juutalaisfoorumista ja, ja rauhanomainen kehitys jakamattomien ihmisoikeuksien pohjalta ja moniarvoisuus ja nämä sanat Eh, niiden täytyy olla aina meidän yhteisen Eurooppamme pohjalla. Meidän täytyy oppia häpeälliseen menneisyytemme ja tyrannian ajoista maanosassamme. Meidän täytyy saada aikaan eh, eh, muistaa se, että jos maanosa unohtaa menneisyytensä, sillä ei ole tulevaisuutta. Kiitos. Täällä on kaksi sinistä korttia vai yksi vain, herra Forman? Hyväksyttekö sinisen kortin Formanilta? En hyväksy sinisiä kortteja että jo, niiltä ihmisiltä, jotka eivät usko eh, tähän foorumiin, ihmisoikeusfoorumiin. Uh, dear colleagues, please. Kollegat, pyydän. Tämä on puhujan oikeus hyväksyä tai hylätä sininen kortti. Puhuja saa näin tehdä. Sorry, we continue. Me jatkamme keskustelua. Seuraavana puheenvuoro Bilbao Barandiga Renew. Yksi minuutti. Kiitos puhemies. Jämä ja Kevin olivat Hallenis-kun uhrit. 40-vuotias nainen, joka piti popmusiikista, nuori, 20 maalari. Siinä häviset elävät ja hankkeet, koska murhaaja, joka ampui, oli täynnä vihaa, mutta on myös edellinen maaperä, joka ruokkii että Täytyy tunnustaa se, mitä on tapahtunut ääriliikkeet, äärikoista antisemityttä täytyy tietää myös, miten se muuttaa. Kyse on vastuuttomasta puheesta, jolla kerätään ääniä, kun halutaan tuomita muut, vihata, pitää niitä erilaisena, pitää tutkia ja selvittää, mutta täytyy myös muistaa se, mikä aikaisemmin on johtanut tähän oikeistolaisen antisemitismiin. Täytyy tietää myös niitä puhujia, jotka eivät koskaan kuuntele. Siirretään rauhaa ja sanaa moniarvoisuutta, empatiaa ja keskustelua. Meidän täytyy elää ihmisen on oikeuksia ihmisinä, kuten Jana Kevin, Mohamed tai Salom. Kiitos. Kiitos. Seuraavana puheenvuorossa Mäkit, kaksi minuuttia. Friends. Ystävät, assalamu alaikum. Haluaisin myöskin aloittaa lähettämällä syvimmän osanottoni ja ja lujan ikuisen solidaarisuuteni juutalaisyhteisölle, erityisesti niille, joiden kimppuun julma, eh, verenhimoinen äärioikeistolainen terrori on hyökännyt. Tämä tekee minut vihaiseksi ja vielä vihaisemmaksi sen takia, koska tilanne on jälleen käsillä ja, sen, ja kuinka kauan eh, uskonnollisten vähemmistöjen täytyy kirkua eh, vasten välinpitämätöntä Euroopan naama huutaa lopettakaa. Älkää enää normalisoiko äärioikeistoa ja lopettakaa heidän mielistelynsä. Ja, ja, ja teidän te, se, että pyritään nujertamaan eh, rodulliset, etiset ja uskonnolliset vähemmistöt ja, ja oikeuttamaan tällä eh, tappavat rajat. Ja tämä uskonnollinen hyökkäys juuta, juutalaisia ja muslimisisaruksiamme vastaan on hyökkäys meitä kaikkia vastaan ja, ja toksinen osa Euroopan lehte, lehdistöstä. Eh, tämä vihan täyteinen ja välinpitämätön eh, poliitikkojen joukko ja, ja ne, jotka eh, tekevät rahaa ihmisiä dehumanisoimalla ja meidän täytyy, meidän täytyy työskennellä kaikkien juutalaisten ja muslimien puolesta, rukoilla joka kaupungissa ja kaikissa kylissä. Ja seuraavana keskustelussa kollega Sekardi, yksi minuutti. Grazie, president. Kiitos puhemies. Hallen tekijä on määritelty hulluksi, mutta valitettavasti syyt muun muassa Israelian kohtalot vielä vahvemmat. Joitakin kuukausia sitten täällä Strasburgissa kiellettiin tämän lipun tuominen tänne saliin. Italia usea kertaa, kun 25. huhtikuuta on juhlittu, niin ei ole päässyt tänne mukaan, kun on mukaan kyse vihasta kohdistu Israeliin. Antisemitismi Euroopassa on erilainen ideologialta, mutta yhtä lailla tuomittava kuin antisionismi. Kyse on fanatismista ja olemme kyllästyneitä siihen. Ehkä meidän pitäisi jotenkin Israelista oppia jotain. Että ovat eläneet terrorismin kanssa vuosia, mutta eivät koskaan ole laskeneet päätään. Eivät luopuneet perinteistään arvojen järjestelmästä, kuten Euroopan usein. Terrorismia täytyy torjua joka päivä kaiken keinoin, kuten Israel on meille näyttänyt. Kiitos. Seuraavana keskustelua kollega Tomasic, yksi minuutti. Nasilje s političkom ili vjerskom podlogom nije... No- Väkivalta ei ole uutta Euroopassa, mutta meidän pitäisi olla huolestuneita siitä, että sen äh, maaleja on sellaisia, jotka ovat osoittaneet uskonnollisuutta tai, tai jotain poliittista suuntautumista tai tiettyä haavoittuvuutta. Ja nyt Euroopan yhteiskunta on selkeästi e, ilmaisemassa eri, eri tasoja ja se, se, se pitäisi kieltää. Tämä Hallen hyökkäys muistuttaa meitä siitä, että väkivaltaiset ihmiset ja ajatukset ovat eri puolilla poliittista spektriä ja ovat molemmilta puolilla ihan yhtä lailla tuomittavia. Ja äh, äh, uskonnolliset paikat ja niiden, niihin kohdistuneet hyökkäykset ovat yleistyneet mutta tietenkään tekijät eivät ole pelkästään äärioikeistolaisia. Kyllä myös vasemmisto ääriliikkeet ovat, ovat tehneet näitä tekoja ja tästä pitäisi keskustella avoimesti. Tietenkin rikos on rikos ja rikollinen on rikollinen riippumatta rodusta ja väristä. Kiitos. Seuraavana keskustella Kisil Jurek. Yksi minuutti. Frau Präsidentin, unfortunately... Hyvä puhemies valitettavasti en voi puhua turkiks, turkista, vaikka se on Kyproksen oma virallinen kieli. Joten tästä minä voin aloittaa saksaksi ja sitten lopettaa kreikaksi. Täytyy sanoa selkeästi, mutta ei ole olemassa radikalismia ilman nationalismia. Ja EUn perustajaisät tiesivät tämän oikein hyvin, ja senpä takia nationalismi haluttiin voittaa toimintaa ja saada aikaan yhtenäisyyttä. Mutta valitettavasti tänä päivänä joka puolella näkyy Euroopassa kuitenkin nationalismin nousua ja myös tällaista kansallisvaltiolle ominaista egoismia. Mutta selkeästi pitää sanoa se, että oikeistolaisten Äh, väkivalta on miesten harjoittamaa, naisia, lapsia, vähämaltteja kohtaan. Äärioikeistoa vastaan meidän pitää määritellä se, ketä, ketkä olemme me. Me olemme eurooppalainen, pluralisminen, teo, demokraattinen yhteisö ja meidän pitää muistaa, että meidän, me haluamme enemmän yhtenäisyyttä ja me haluamme poistaa kaikki radikaalisuuden ja me haluamme eurooppalaisia arvoja muodostaa. Teidän puheenvuoronne on jo loppu, aikaan on lopussa. Ja, ja sen takia haluan sanoa, että meidän eurooppalainen yhteinen arvo maailmamme, ja tiedän, että minuutti on lyhyt, mutta, mutta teidän aikanne on nyt loppu. Seuraavana puheenvuorona kollega Radutsovski, yksi minuutti. pravicový extrémizmus je to naj... Oikeis, oikeistolainen ääri ajattelu on kaikista kauheinta, mitä ihmiset ovat keksineet. Jos ajatelkaapa, että, me, että fasismi, antisemitismi, rasismi Kaksi maailmansotaa, kolonialismi, ydinpommit ja keskitysleirit, slaavilaiset kansat, eh, mukaan luettuna slovakit, eivät ole koskaan eh, olleet näiden keks, eh, ideologioiden keksijöitä. E-, jos Eurooppa ei hyväksy puhdasta slaavilaista kansaa Euroopan keskelle, jos Eurooppa ei ole yhtenäinen Vladivostokista toiselle laidalle Eurooppaa, niin ti, myöskin tiukimmat toimet ovat tärkeimpiä. Olen ylpeä siitä, että olen Slovak. Kiitos. Seuraavan puheenvuorossa kollega Schulze. Hyvä puhemies, hyvä komission edustajat, hyvät kollegat. Se, että tänään puhumme täällä Hallesta, se on äh, Saksan, Saksin Anhaltissa, joka on minun kotiseutuani, vaikuttaa tekee suuren vaikutuksen minuun. Minä olen ollut maaliskuusta alkaen täällä jäsenenä ja minä olen halunnut puolustaa omaa kotiseutuani Euroopan tasolla. Olisin kuitenkin toivonut, että tällaista keskustelua ei olisi koskaan tarvinnut käydä. Haluan kiittää kaikkia niitä kollegoita, jotka pari viikkoa sitten osallistuivat parlamentin hiljaiseen minuuttiin äh, Brysselissä. Se teki suuren vaikutuksen meidän kotopuolessa Saksassa on satoja ääri, ääri-ihmisiä oikealta ja vasemmalta. Monet ovat viranomaisten tiedossa, mutta tämä tekijä ei ollut viranomaisen tiedossa. Ja Saksassa täytyy sanoa myös tämä totuutena, että liittopäivillä ja myös kansallisissa on sellaista kielenkäyttöä, joka ei aikaisemmin olisi ollut mahdollista ollenkaan nämä kansanedustajat, niin kuin he itseään kuistuvat, eivät ole juridisesti syyllisiä, mutta lähestyvät sitä, tai antavat ravinteita tälle toiminnalle, joka äh, hallissa oli. Ja meidän täytyy yhdessä äh, tuomita tämä. Me emme saa antaa näyttämöä vapaaksi tällaisille ihmisille. Kiitos. Seuraavana kollega Rafaella. Yksi minuutti. Hyvä komission jäsenet, jäsenet, ylipäätään tämä Keskustelu antaa aihetta ajatella uhreja ja heidän rakkaitaan. Oikeistolan ääriliikehdintä uhkaa monia ryhmiä yhteiskunnassamme. Kreutzersista Halleen on kyse ihmisistä, jotka kuvittelevat olevansa parempia ylivoimaisempia uskon tai sukupuolen vuoksi. Me tiedämme, mihin se johtaa. Äärioikeiston alusta tekevät paljon helpommaksi ruokkia vihapuetta. Sosiaaliset viestimet ovat aseena heillä levittää ajatuksia. Siksi meidän täytyy vaatia avointa yhteistyötä sosiaalisen viestinnän yritysten kanssa. Algoritmit on avattava, jotta voidaan ymmärtää, mikä vie tätä tietoa eteenpäin terroristien hyväksi. Minä vetoan komission, että suuret yritykset ja alustat avaavat tiedot avoimuuden nimissä. Kiitos. Seuraavana kollega Frans, kaksi minuuttia. Kiitos puhemies. Tämä antisemitistinen hyökkäys hallissa on vain viimeinen tapaus tässä rasismin kehityksessä Euroopassa. Saksassa, Italiassa on polttohyökkäyksiä, romaaneja murhataan. Kaikki kaikkia vähemmistöjä vastaan lietsotaan vihaa. Ja kyllä täällä parlamentissakin näitä lietsojia on. Ja tämä rasismi ruokkii väkivaltaa vähemmistöjä kohtaan. Ne tällaiset fantasiat, joita te ruokitte, johtavat sosiaalisiin ongelmiin. Ette kuitenkaan osaa niihin tarjota ratkaisuja. Te vaan lietsotte, lietsotte ja lietsotte. Hyvät kollegat, se tapa, millä me nyt kohtelemme haavoittuvimpia ihmisiämme ja miten me heitä emme pysty suojaamaan, osoittaa demokratiamme virheet. Antisemitismi ja romanien vastaisuus ei ole, ei ole meille luonteista. Ja nämä ihmiset eivät ole kuolleet turhaan. Meidän pitää, pitää sulkea näitä oikeistoverkostoja, oikeiston verkostoja ja meidän pitää tukea niitä, jotka torjuvat tätä oikeisto, oikeistolaista toimintaa. Kiitos seuraavana kollega Fest, yksi minuutti. Ja, danke. Ähm, Kiitos. Äärioikeistoliike Saksassa on vaara. Emme tiedä kuinka suuri vaara se on ja missä sen juuret ovat. Tietenkin on nyt nämä uudet tapaukset osoittavat, että me emme ole vielä, meillä ei ole kontraktia. 150 vuotta sitten e, ei ollut vielä Saksan liittotasavaltaa, mutta silloin kuitenkin hallitus, hallinto luotiin silloin ja, ja silloin CSU jo sai, sai ensimmäiset ensimmäiset ö, ö, aikansa. Ja nyt kun haukutaan äärioikeistolaisesta MPDtä, niin, niin perustuslaki tuomioistuin ei itse asiassa nähnyt metsää puilta kieltäessään tämän, tämän ryhmittymän. Ja tietenkin, jos tällaiset toimivat, toimijat saavat perustuslain suojaa, niin, niin me emme voi aliarvioida sitä. Tietenkin me emme saa unohtaa, että äärioikeistokin saa perustuslain suojaa. Shaibi. Kiitos kollega Shaibi. Yksi minuutti. Alors tout d'abord, j'aimerais adresser mes pensées. Ensinnäkin ajatukseni ovat Hallen uhrien ja perheiseten parissa ja myötätuntoa lähimmäisille. Ranskassa viime aikoina me olemme nähneet, että on yhä enemmän vihapuhetta äärioikeistosta vihan ruokkimana. Joitakin päiviä sitten kansalliskokouksen jäsen Julia Adol osallistui muslimitilaisuuteen, jossa hän poikan kanssa oli mukana, ja hän käytti huivia, ja siksi hänen, hänet otettiin silmätikuksiin. Me niin. Erikin se muuri joutunut kuuntelemaan television ohjelmissa tuntikaupalla, vaikka hän on tuomittu vihapuheestaan. Eli täältä vasemmalta näin varsin hyvin, mikä on oikeiston äärioikeisto täällä aivan minua vastassani. Heitä on paljon, mutta ei pidä kuitenkaan arkipäivästää sitä, eikä levittää heidän ajatuksiaan. Kollegat minun puolelle haluavat tehdä yhteistyötä yhdessä moniarvoisesti, niin se on paras tapa estää hallin tapahtumat. Kiitos. Seuraavana puhujan vuorossa kollega Dupont, kaksi minuuttia. Kiitos puhemies komissaari. 9. Äh, lokakuuta oli verilöyly Hallessa. Kaksi ihmistä kuoli ja kaksi loukkaantui vakavasti. Ja tämä toimi, toimija otti kohteekseen Jom Kippurin juhliat. Ja Saksassa antisemitistiset rikokset ovat jo 2018 alkaen kasvaneet 40 prosentilla. Ja äärioikeisto saa entistä enemmän tilaa ja myös internetissä löytyy paljon esimerkkejä. Ja on paljon enemmän ihmisiä, jotka identifioituvat niin, että haluavat, haluavat tuhota toisten elämää. 90 Euroopan juutalaisesta on kyselyissä vastannut, että antisemitismi on kasvanut ja tämä on nyt, nyt on teon aika mutta teot eivät vielä ole riittäneet. Me emme saa suvaita niitä, jotka osoittavat vihapuheellaan meidän yhteiskuntamme avoimuuden haavoittuvuutta. on kiitollinen siitä, että tämä keskustelu on otettu esityslistalle ja toivon, että myös vihapuhetta vastaan me olemme yksimielisiä. Kiitos. Jatkamme keskustelua. Kollega Breyer, kaksi minuuttia. Frau Präsidentin, Hyvä puhemies. Vihaa tiettyjä ihmisryhmiä vastaan ja vähemmistöjä vastaan. Tästä syystä on ihmisiä tapettu jo usein. Ja meidän kaikkien pitää olla vihaa vastaan ja lietsomista vastaan ja toimia yhteisesti. On, onko tässä nyt puhe, puhe sitten somesta tai, tai, tai konepelaisista. Ja meidän pitää saada enemmän demokratiaa kansalaisille, meidän pitää saada avoimempaa yhteiskuntaa ja meidän pitää saada ensi, enemmän inhimillisyyttä sen sijaan, että meillä on minkäännäköisiä kieltoja tai, tai valvontaa, jotka johtaisivat tällaisen hallin tapahtumaan. Meidän pitää tutkia sitä, miten kansalaisyhteiskuntaa voidaan rahoittaa niin, että että voidaan luoda erilaisia tällaisia interventio-ohjelmia esimerkiksi verkkoon ja että viharikokset sekä verkossa että sen ulkopuolella saadaan kiinni. Ja, mutta tietenkään minkäännäköistä massavalvontaa tai massatietojen keräämistä ei kuitenkaan sallita. Mutta me emme saa luopua omista arvoistamme, muuten terroristit ovat voittaneet. Kiitos. Kiitos. Seuraavana puheenvuorona kollega Sardone, yksi minuutti. Olemme totta kai lähellä juutalaisyhteisöjä ajatellen Saksan tapahtumia. Se on vakava tapahtuma, joka on tuomittava ehdottomasti. Me vastustamme kaikenlaista väkivaltaa, oli se sitten uskonnollista ja rasistista. Mutta mietin vain, kun Eurooppa vaikenee kuitenkin muissa vastaavissa tapahtumissa. Viime viikkoon esimerkiksi Pariisissa on islamilainen ääri ryhmän edustaja iski poliisiin puuveitsellä ja ka- kauppakeskuksessa oli kyse myös terrorismi Milannossa. Minun kaupungissani syyskuussa laitu maahanmuuttaja myös huusi al iski sotilaan. Miksi miksi me puhe, puhu myös naista, terrorismin vaarasta, islamilaisesta ääriliikerinnästä, islamilaisista getoista, joissa kasvaa fundamentalismi miksei ISISin terroristien palusta puhuta Turkin ja Syyrian kautta, Välimeren kautta. Minä haluaisin kuulla tästäkin. Herzlichen Dank, Frau Kollegin. Ähm, Teille on sininen kortti. Hyväksyttekö herra Falkamin sinisen kortin? Olkaa hyvä. 30 sekuntia kysymykselle. Děkuji za udělení slova, děkuji za přijmutí mé modré karty.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 Ja 30 sekuntia vastaukselle. Please use your mic if not. Mikrofoni muuten me voi, tulkkaus ei toimi. Kiitos. Ajatellaan poliittista kulttuuria, niin sanat ovat enemmän tärkeitä, kun ajatellaan yksilöt ihmisten tekoja. Ja siksi minä en tee eroa silloin, kun puhutaan terrorismista terrorismilla ei ole väriä. Ja väitänpä, että Eurooppa on pelkkää sanaa ja unohtaa toimia. Gut, sehr geehrte Kollegen. Hyvä, hyvät äh, naiset ja herrat. Sitten ilman puheenvuorolistaa. Tässä yhteydessä ei välikysymyksiä, jotta mahdollisimman moni voi saada puheenvuoron. Aloitamme. Rova, äh, kollega Adamovic, yksi minuutti pani przewodnicząca! niedawne wydarzenia w halle po raz kolejny. kiitos tämä hallin tapahtuma osoitti jälleen kerran kuinka tilanne on, on vaikeutunut. Tämä järjyst, järkyttää meitä kaikkia. Ja se viha, mikä yhteiskunnassa nyt on, ja tämä vihan retoriikka Kreikka sai minutkin mukaan politiikkaan. Tässä ei ole pelkästään kyse antisemitismista tai muukalaisvihasta tai terrorismista tai rasismista. Ei, vaan tässä on kyse demokratian haastamisesta. Meidän pitää sananvapauden sananvapaus erottaa vihapuheesta. Lainsäätäjänä meidän pitäisi saada kunnianhimoisia tavoitteita, jotta voimme torjua vihapuhetta sekä verkossa että sen ulkopuolella. Ja meidän pitää nähdä, mitä seurauksia tällaisesta keskustelusta yhteiskunnassa on. Haluan korostaa kaikkia tätä oman kokemukseni perusteella, henkilökohtainen kokemus. Me olemme kaikki vastuussa, näin meille sanottiin mutta me emme voi tätä vastuuta vyöryttää toinen toistemme harteille, vaan me olemme kaikki vastuullisia. Tietenkin me voimme rakentaa muureja ja soittaa poliisille ja, ja sanoa, että sitten poliisi ei tee työtään, mutta tietenkin voimme myös rakentaa muureja synagogien ympärille, mutta se ei ole tarkoitus. Kiitos. Seuraavana keskustelussa seuraava Gonzales, yksi minuutti. El, el, el extremismo violento äärioikeistolainen väkivalta liikehdintä, kuten nähtiin viime lokakuussa Hallessa, niin se vain muistuttaa siitä, mitä juutalaisuus on, muslimi tai seksuaalivähemmistön edustaja voi olla maahanmuuttaja tai kies siis kukaan muu turvapaikanhakijat tai pakolaiset, jotka kärsivät vihapuheesta, mutta täytyy tulla tänne parlamenttiin asti pitämään suuria puheita eurooppalaisista arvosta, jos sitten Euroopan parlamentti tai jäsenvaltioiden parlamentit ja tekevät sitten sopimuksen noiden oikeiston puolueiden kanssa, jotka vihapuheita harjoittavat, puoltavat sitten monissa kunnissa Espanjassa, kaupunginvaltuustoissa kuulla näitä suuria puheita ja sitten tekevät sopimuksia, joita heidän poliittinen ohjelmansa – toteutuisi. Meidän täytyy rakentaa Eurooppaa, antaa tukea alueille ja kunnille ESRn kautta, kohesiorahaston kautta, että voidaan ennaltaehkäisyä tehdä. Ilman sitä emme voi viapuutta torjua. Meidän täytyy elää yhteiselämää. Ei voi rangaista siitä, ettei mahdotonta voida. Kyllä meillä aikaa on. Kiitos. Jatkamme kollega Ferreira. Yksi minuutti. Kiitos puhemies. Väkivaltainen äärioikeistotoiminta, sitä pitäisi pyrkiä torjumaan väsymättä. Ja koska nyt vastuuttomuus ja politiikka, joka eivät kunnioita eh, sosiaalisia ja työntekijöiden oikeuksia ja suurempi epäoikeudenmukaisuus ja eh, aiheuttaa tila, tämän tilanteen. Ja vaarallinen revisionismi Euroopassa – joka johtaa siihen, että uudelleen kirjoitetaan fasismia ja sanotaan, että kommunismi ja fasismi olisivat sama asia. Meidän ei pidä sanoa, että ne ovat yksi ja sama. Suuri osa vapaustaistelijoista e, me emme saa tukea tällaista ajattelua. Seuraavana kollega Uurik, yksi minuutti Vážený pán komisár, samozrejme všetky formy... Kiitos komission jäsen. Totta kai pitää tuomita kaikenlainen ääriliikehdintää. Jos joku ampuu lapsia tai perheeseen kohdan, niin on kyse hullusta. Mutta en tiedä sitten, miksi puhutaan vain äärioikeistolaisesta liikehdinnästä, ikään kuin olisi mitään muuta ääriliikehdintää. Miksi emme puhu jihadismista, islamilaisesta ääriliikehdinnästä – joka syyllistyy rikoksiin, terroriskuihin Euroopassa, huutavat al On alueita, jonne poliisikaan uskalla mennä. Miksi ette puhu tästä äärioikeistolaisesta politiikasta, liikehdinnästä, joka on Slovakiassa kollegoihin iskeneet? Nuori naisblokkari joutui iskun kohteeksi, koska hän ei ollut samaa mieltä. Se on totalitarismia. Kiitos kollega Polček. Seuraavana yksi minuutti. Děkuji, pane předsedkyně, za udělení slova. Já chci vyjádřit svou hlubokou... Kiitos, että sain puheenvuoron. Haluaisin minäkin ilmaista osanottoni Hallen uhrien uhreille ja uhrien suku, läheisille. Äärioikeiston torjunta on Euroopassa nyt tärkeä kysymys ja on tässä nyt kummasta tahansa ääriliikkeestä kyse oikeasta tai vasemmasta, niin se on kuitenkin tärkeää, että meillä on olemassa perusoikeudet, jotka varmistavat uskonnonvapauden kaikille. Jos katsomme, miten tämä toimii, jotkut juutalaisryhmittymät pelkäävät sanoa olevansa ruuh- juutalaisia. Esimerkiksi täällä Ranskassa nuoret eivät esimerkiksi Ranskassa tiedä, mitä holokausti oli. Ja on ihmisiä, jotka väittävät, että holokaustia ei olisi ollut olemassakaan ja, ja tällaisia ihmisiä kuullaan ympäri Eurooppaa. Tämä on täysin tuomittavaa. Kiitos sitten viimeisenä kollega Patton. Kiitos puheenjohtaja. Minä, kuten kaikki muutkin täällä, olen tyrmistynyt Hallen murhista ja mu- muista. Ja syvimmät, syvimmät osanottoni e, omaisille sinne. Mutta viime kuussa tässä samassa salissa me, me muist, puhuimme yhteisestä historiallisesta narratiivista ja herra Nikolas Feist, joka tuolla istuu, muistutti, eh, että hän eh, ehdotti, että eh, holokaustia ei olisi muisteltu. Jos ajatellaan sitä, että monet, monet vasemmistoryhmät torjuivat tämän holokaustin muistelun, ja mit, mitä tämä sitten kertoo, jos parlamentin, Euroopan oma parlamentti kääntää selkänsä holokaustille? Meidän täytyy muistaa, että sanat ja teot painavat myöskin tässä parlamentissa. Kiitos. Ja sitten annan vielä komissaari Kingille puheenvuoron lopuksi. Uh, chair, on, <coughs> honorable. Kiitos puhemies, hyvät jäsenet. Kiitos mm, tähän keskustelun osastuneille. Tämä on tärkeä keskustelu ja meidän täytyy muistaa nämä asiat mm, kirkkaana mielessä. On sellaisia tilaisuuksia, joissa on keskusteltu antisemitismistä, eikä ole epäilystäkään siitä, että komissio on sitoutunut äh, käsittelemään asiaa. Tästä on äh, keskusteltu jo Franz Timmermansin kanssa, Veura Jurvan kanssa, eikä varmastikaan ole epäilystäkään siitä, että uusi tuleva komissio jatkaa omia pyrkimyksiä antisemitismin ja rasismin, muusalaisvihan, äärinationalismin vastaista taistelua, koska nämä ovat niitä, jotka ovat omien arvojemme vastaisia ajatuksia. Samaan aikaan kuitenkin meidän täytyy jatkaa myös sitä, että tämmöistä väkivaltaista ääritoimintaa torjutaan. Ja ääri väkivalta, riippumatta mistä se on peräisin, ääri vasemmalta, jihadismista. Minä en tee mitään eroa näiden välillä. Meidän täytyy keskittyä siihen, että koitamme torjua tämän ääriväkivallan. Olen samaa mieltä niiden kanssa, jotka sanovat, että meidän pitäisi keskittyä ennaltaehkäisyyn että me voimme radikalisointia eh, välttää, joka johtaa sitten tähän väkivaltaan. Ja se pitää tehdä valistuksella, koulutuksella ja myös sillä, että me sitoutamme kansalaisyhteiskuntaa, eh, paikallishallintoa, opettajia ja myös poliisia ja vankila- ja rangaistuslaitossa henkilöstöä, jotka ovat tässä etulinjassa tätä taistelua vastaan. Ja meidän pitää te- osana tätä tehdä myös somealustoilla tätä työtä. Ja tämä on se, se väline, joka nopeuttaa tätä vi, vi, vihapuhetta ja sitä laitonta sisältöä, joka siihen tuolla somessa on. Ei minulla ole mitään ongelmaa somealustojen kanssa, mutta niitä käytetään väärin tällaisen viha ja viha, vihapuheen ja laittoman sisällön levittämiseen. Mutta Hallen ääriväkivalta, josta olemme tässä keskustelussa puhuneet, tapahtui, tapa, filmattiin englanninkielisillä kommenteilla. Sen tarkoitus oli viestittää kaikkiin me Euroopassa ja niiden ulkopuolellemmekin tätä, tätä vihaa viestiä. Ja myös Christchurchin äh, tekijä äh, tuli keskustelussakin ilmi, että tämä puoli tuntia tämän live äh, videoinnin jälkeen se, se otettiin pois verkosta, mutta kuitenkin se oli siis livenä jonka aika harva loppukädessä näki suorana, mutta se silti levisi ja laajeni eri kanavien kautta, somien kautta, eri, eri foorumien kautta. Ja sekin sisältö on edelleenkin nähtävissä, kuten on edelleenkin nähtävissä sisältö tuota Christchurchin hyökkäyksestä. Ja sen takia meidän pitää löytää tehokkaampia tapoja tehdä somealustojen kanssa yhteistyötä, jotta voidaan kohdentaa ja poistaa nämä sisällöt, koska se myrkyttää mieliä. Ja kuten monet teistä, minäkin olen samaa mieltä, että meidän vahvuutemme ovat meidän arvomme ja meidän pitää muistaa, mitä me edustamme, kun me viemme eteenpäin tätä ääri, ääritorjuntaa ja, ja väkivallan torjuntaa. Ja nämä arvot auttavat meitä tämän taistelun voittamisessa. Kiitos. Kiitos komissaari. Näin tämä kohta esityslistalla on saatu päätökseen. Me menemme edelle, eteenpäin, nimittäin seksuaalivalistuksen kriminalisointi Puolassa. Komissaari, te olitte hyvin suosittu tänä iltana. Annan teille uudelleen puheenvuoron. Seuraava kohta esityslistalla. I'm just looking at the title board. Katso vain otsikko tuolta ruudulta. Seuraavaanko mennään? Väärä otsikko, mutta te voitte kyllä jatkaa seuraavan kohtaan. Puhemies, parlamentin jäsenet, parlamentti on nyt kutsunut komissiota antamaan julkilausuman liittyen sukupuolikasvatuksen kriminalisoinnista Puolassa. Ja kun nyt tässä puhun, niin tietääkseni, mitä tällaista lainsäädäntöä ei ole voimassa. Komissio ei kommentoi lainsäädäntöluonnoksia. Voimme vain todeta valitellen, että on tarpeen kyllä käydä tällainen keskustelu tästä aiheesta tänä iltana. Mitä tulee koulutuspolitiikkaan ylipäätään, niin tiedättehän, että 165 artiklais EUT sanoo, että jäsenvaltiot ovat vastuussa opetuksen ja sisällöstä ja opetuksen järjestämisestä, mutta unioni rohkaisi yhteistyöhön jäsenvaltioiden kesken tällä saralla. Sukupuolikasvatukseen liittyvä koulutusohjelma on osa opetusta, mutta koulun koulutukseen liittyvä väylä alusta opettajille ja asiantuntijoille on avannut nyt selvitystyön sukupuolikasvatuksesta, jotta paremmin ymmärrettäisiin, mitä näkemyksiä on opettajilla, jotka tekevät työtä tällä alalla. Kysely on auki marraskuun 20. päivän asti 23 kielellä. Selvityksen tulokset julkaistaan tällä kanavalla. Sitten mitä tulee rikoslainsäädäntöön, niin siinäkin, kuten tiedätte, 83 artikla ja se UTS toteaa, että unionin to- toimivaltaa voidaan ajatella vain vakavissa rikoksissa, kun se on rajat ylittävä, mutta siinä on totta kai seksuaalisen hyväksikäytön rikos, kun se kohdistuu naisiin ja lapsiin. Meillä on direktiivikin, joka kriminalisoi lasten seksuaalisen hyväksikäytön lapsipornografiaan. Direktiivi edellyttää, että jäsenvaltiot ryhtyvät sen mukaisiin toimiin, mukaan lukien sukupuolikasvatus ja kasvatus ja koulutus, niin että voidaan vähentää kysyntää, joka on taustana lasten seksuaalisen hyväksikäytön osalta. Mukaan lukien kampanjat, lain seurauksista, ja pitkän ja lyhyen aikavälin vahingot niille, jotka ovat tehneet näitä rikoksia. Komissio käyttää omaa täytäntöönpanovaltaansa sopimusten nojalla niin, että tämä direktiivi täytäntöön pannaan täysimittaisesti ja asianmukaisesti. Mukaan lukien myös se, että kansalliset lait eivät puutu direktiivin tarkoitukseen, eli estettäisiin lasten seksuaalinen hyväksikäyttö. Kiitos. Kiitos komissaari. Aloitamme keskustelun. Ensimmäisenä kollega Lukaciewiczka EPP-ryhmästä. Olkaa hyvä. Panie komisarzu, ja też jestem zdziwiona, że prowadzimy tutaj w tym... Niin, täällä Euroopan parlamentissa keskustellaan eh, seksuaalikasvatuksesta Puolassa. Puolalaisilla Lapsilla täytyy olla mahdollisuus suojautua pedofiileja vastaan. Seksuaalikasvatuksen täytyy olla eh, mahdollista kouluissa. Tällä hetkellä Puolassa seksuaalikasvatus on hyvin raja, raja, rajoitettua, ja, mutta meidän mielestämme se suojaa pedofiileilta. Hallitus on un, torinut kaikki rationaaliset argumentit. Eh, esimerkiksi eh, sukupuoliteitse tarttuvat Ähm, sairaudet ovat lisääntyneet sekä äh, alle 15-vuotiaiden synnytykset ja 2018 he 13 000 lasta joutui eh, seksuaalisen ahdistelun kohteeksi. Ja se, että, mm, että lapset aloittavat seksuaalisen to, eh, kasvatuksen vasta myöhemmin, se me, mielestä, mielest, Tämme kysymys on siitä, että kielletään oikeus omaan kehoon, omaan seksuaalisuuteen ja, my, ja my, se myöskin eh, toi, auttaa toimimaan pedofilia vastaan. Ja ei voida tällä perusteella kieltää sitä, että lapset Puolassa saavat tietoa eh, seksuaaliasioista. Pietrom. Kiitos. Seuraavana keskustelussa kollega Pietron, äh, SMD, kaksi minuuttia. Mamy 2019 rok, a prowadzimy... Nyt vuoli 2019, mutta keskustelu vaikuttaa perä, olevan peräisin keskiajoilta. Ja tällä hetkellä tehty tehtiin lakiehdotus siitä, että seksuaalikasvatus pitäisi kriminalisoida. Tämä tapahtui viime keskiviikkona. Vähän tuntuu siltä, että tässä on kyse sellaisesta lakiehdotuksesta, jota vedofilit nyt koittavat saada vietyä eteenpäin, koska tämä tarkoittaisi valtavia seurauksia uhreille ja, toisaalta paratiisia pedofileille koska tämä krimu, kriminalisointi koskisi kaikkia seksuaalikasvatusta. Jos tällaisen, jos komissaari olisi pitänyt puheenvuoronsa Puolassa tämän lakiehdotuksen esityksen yhteydessä, niin hän olisi joutunut viideksi vuodeksi vankilaan, koska Puolassa äh, saattaa joutua tuomituksi viiteen vuo, viideksi vuodeksi vankeuteen siitä, että on, on pe, lähisuhdeväkivallan tekijä. Ja tämä tietenkin tarkoittaa sitä, että lääkärit, jotka esimerkiksi näyttävät ehkäisyasioita nuorille joutuvat tuomituiksi tai jos koulussa esitetään nuorille video seksuaalikasvatuksen alalla, niin opettaja saattaa joutua asiasta tuomioistuimeen. Tämä ei ole solidaallista, tämä Tietenkin tämä tarkoittaa sitä, että me haluamme tämän keskiaikaisen lakiehdotuksen kaataa. Jatkamme keskustelua kollega Simic Renew-ryhmästä kaksi minuuttia. Thank you very much. Uh, Paljon kiitoksia. Haluaisin vain sanoa, että nämä ehdotukset lainsäädäntöön Puolassa, joiden tarkoituksena on kriminalisuuda, seksuaalivalistus, ei ole ainoastaan esimerkki erittäin ideologisesta ehdotuksesta, vaan tässä mennään modernin koulutuksen käsityksen ulkopuolelle. Mielestäni on uskomatonta, että nyt tällä vuosisadalla ihmisiä, opettajia uhataan vankilalla siitä, että he esimerkiksi jakavat kondomeja nuorisolle. Yleensä hallitukset Euroopassa ja kaikkialla maailmassa tekevät kaikkeensa investoidakseen koulutukseen koulutukseen, joka on täysin vapaa ideologiasta ja antaa lapsille tiedot ja taidot navigoida elämänsä läpi. Ja se, mitä me nyt näemme tässä, on täysin päinvastaista, että näin nuoret eivät saa nauttia näistä oikeuksistaan. Tarkoituksena, tällä lainsäädännöllä on tarkoituksena suojella nuoria seksuaaliselta hyväksikäytöltä – ja tämä nyt aiheuttaa täysin päinvastaisen tilanteen. Ilman oikeaa tietoa äh, voi olla niin, että seksuaalinen väkivalta kasvaa, koska äh, tämä on oikeastaan äh, enemmänkin kutsu pedofiileille. Ja jos nyt sitten kielletään tämä valistus, niin se haittaa lasten terveyttä ja turvallisuutta. Toinen negatiivinen seuraus olisi se, että ammattimaiset opettajat eivät voisi enää tehdä työtään, kun ajatellaan näitä sanktioita, joita tähän liittyy. Tämä aiheuttaisi vainon ja pelon ilmapiirin. No, jotkut ehkä ovat sitä mieltä, että nämä, näitä ei kuitenkaan sovellettaisi ja laki tulkittaisiin aivan eri tavalla. Mutta kun ajatellaan näitä aggressiivisia kampanjoita, esimerkiksi OLBTI, eh, ihmisiä vastaan Puolassa viimeisten kuukausien aikana on hyvin vaikea uskoa näitä vakuutteluita. Ja minun näkökulmastani olisi paras, jos tämä ehdotus vedettäisiin takaisin. Kiitos paljon. Thank you. Two minutes. Kiitos. Kaksi minuuttia. Edustaja Andresen vihreistä, olkaa hyvä. People should have the right. Ihmisillä pitäisi olla oikeus saada koulutusta seksuaalisuudesta. Kun nuoret kyselevät näistä aiheista, he tarvitsevat vastauksia. Tiede kertoo meille, että jotkut nuoret jo 12-13-vuotiaana ryhtyvät kyselemään seksuaalisuudesta ja omista kehoistaan. On hyvin tärkeää, että nuoret ihmiset saavat vastauksia. Heidän täytyy myös oppia sanomaan ei, ja he oppivat näin myös itseluottamusta. Jos äh, seksivalistus poistetaan julkisista opetuslaitoksista, niin sitten äh, lapset saavat opetuksen muualta. Meidän tulisi tukea tätä valistusta kaikissa jäsenvaltioissa. Meidän tulisi myös tukea yhtäläisiä oikeuksia naisille, LGBTI-ihmisille ja kaikille nuorille, jotka haluavat elää vapaudessa. Puolan hallitus synnyttää pelkoa. Se on pahinta, mitä nuorille voi aiheuttaa, kun synnyttää pelkoa niin, että ihmiset eivät voi eh, kokea omaa eh, seksuaalisuuttaan vapaasti. Puolassa nuoret nuorten naisten pitäisi saada valistusta eh, nuorena. He usein kokevat seksuaalista väkivaltaa ja queer-ihmiset Puolassa tekevät usein itsemurhia enemmän kuin muissa jäsenvaltioissa. Puolan lakihanke on sellainen aloite, joka kriminalisoi nuoret naiset ja nuoret queer-ihmiset Puolassa. Meille vihreille on hyvin tärkeää osoittaa solidaarisuutta queer-aktivistien rinnalla, feministien rinnalla Puolassa ja sanoa heille, että te ette ole yksin. Te olette oikeassa ja me olemme teidän puolellanne. Puolan hallitus tai Puolan tuomioistuimet sitten päättävät tästä kiellosta, mutta Euroopan parlamentissa on meppejä, jotka kuuntelevat ja tukevat teitä. Kiitos. Two minutes, Mrs. Kaksi minuuttia, edustaja Andersson ID-ryhmästä. Yes, uh, good evening. Wir reden hier heute... Me puhumme tänään mahdollisesta seksuaalivalistuksen kriminaalista Puolasta. Uh, Puolan opposition uh, esille tuoma asia on tämä. Nyt pyritään siihen, että Puolan hallitus uh, pyrki diskreditoimaan demokraattisesti valitun hallituksen ja toivotaan, että Euroopan parlamentti ehkä olisi tässä asiassa eri mieltä. Ja kun ajatellaan Puolan kansalaisten suvereenisuutta, niin tämä on todella pöyristyttävää. Voi olla eri mieltä siitä, onko tarkoituksena se, että lapset saavat seksuaalisen valistuksen vanhemmilta tai koululta, mutta pitäisikö nyt pienille lapsille jo kertoa kaiken, kaikesta mahdollisesta seksuaalisuudesta, anaaliyhdynnästä sun muusta, vai siitä, että kenen kanssa tätä harrastetaan. Myöskin Saksassa jo on toteutettu tällaista oppimäärää. Jo, ne, jotka tässä nyt sitten voidaan johtua siihen, että että siis tämä ei liity mitenkään seksuaali, seksuaalikasvatukseen, vaan tämä on hirvittävä yritys saada lapset seksuaalisoitua mahdollisimman varhain. Tässä, pitäisi, tässä on tarkoituksena se, että äh, lapset kasvatetaan äh, näin vapaasti. Tämä kuitenkin tarjoaa maailman pedofiileille paljon mahdollisuuksia äh, lasten raiskaukset ovat näin paljon helpompia ja sitten lapsille voidaan tehdä ihan mitä tahansa ja nyt vaikuttaa siltä, että tämä hirvittävä ideologia nyt johtaa tähän. Onnittelut Puolan kansalaisille, että te otatte vakavasti lasten turvallisuuden ja pyritte tältä perveiseltä ideologialta heitä suojaamaan ne edustajat, jotka ottivat tämän esille eh, eh, ja esityslistalle, niin voin vain sanoa, että teidän pitäisi hävetä. Hävetkää. Paljon kiitoksia. I, uh, I a blue card request. Näin sinisen kortin kysymyksen, mutta nämä ovat kuitenkin poliittisten ryhmien puheenvuoroja, joten sinisiä kortteja ja kysymyksiä ei hyväksytä. Nyt puolitoista minuuttia edustaja Zaleska ECR-ryhmästä. Olkaa hyvä. Panie przewodniczący, panie komisarzu, Puhemies, komission jäsen. Kuuntelen surullisella mielellä tätä keskustelua ja puheenvuoroja tässä keskustelussa, koska kaikki tämä pohjautuu valheille. Edustaja Piedron valehtelee komissiolle ja kollegoille, koska Puolan hallitus ei millään tasolla työstä mitään lakia, joka kieltäisi seksuaalikasvatuksen. Näinhän komission jäsen mainitsi. Ja toinen asia, joka on ikävä, pahoiteltava, joka on synnyttänyt paljon väärinkäsityksiä. Meillä on meppejä, myös niitä, jotka ovat hyvin kokeneita, niin kuin Vukacevska, jotka osallistua tähän keskusteluun. Ja mehän tiedämme, että seksuaalikasvatus kuuluu jäsenvaltioiden toimivaltuuksiin, ei Euroopan toimivaltuuksiin. Ja meillähän on Puolassa seksuaalikasvatusta. Vuonna 1999 seksuaalikasvatus otettiin mukaan opetuslakiin kaikilla koulutuksen tasoilla, mutta tämä kasvatus on sellaista, että huomioidaan nuoret ja heidän tarpeensa, kumppanuudet, rakkaus, kunnioitus itseä ja myös toisia kohtaan. Tässä huomioidaan myös opettajien asema tietyissä ristiriitaisissa tilanteissa. Kyse on myös siitä, miten voi suojella esimerkiksi, suojautua esimerkiksi AIDSilta. Rodriguez. Yksi minuutti edustaja Rodriguez Palop, GUE NGL-ryhmästä, olkaa hyvä. Gracias. Le llaman esto pedofilia. Kiitos. Te kutsutte tätä pedofiliaksi, mutta ei se ole sitä. Ei Puolan hallitus tässä nyt ajattele pedofiliaa, vaan kyse on seksuaalikasvatuksen kriminalisoinnista – Joten tässä on kyse valvonnasta, dominanssista, koska tässä nyt tiettyjä seksuaalistereotypioita ikään kuin vahvistetaan. Kyse on homofobiasta. Katolinen kirkko yrittää tässä viedä patriarkaalisuutta läpi. Kyse, kyse on siitä, että ei enää puhuttaisi esimerkiksi raskauden ehkäisystä on lukuisia lapsia ja nuoria, joita käytetään seksuaalisesti hyväksi. Myöskin HLBTI-yhteisöllä on itsemurha-ajatuksia. Tässä pyritään lasten ja nuorten oikeuksia polkemaan, ja tämä tietysti vaikuttaa myöskin HLBTI-yhteisöön. Mrs. Puolitoista minuuttia edustaja Fitzgerald kansanpuolueesta. Thank you. Two... Kiitos. Kaksi viikkoa sitten Brysselissä tapasin nuorten tyttöjen ryhmän osana Girls Speak Out-tapahtumaa. Puhuin heidän kanssaan äh, seksuaalikasvatuksesta ja suostumuksesta heidän kotimaassaan ja minkälaista kasvatusta he ovat koulussaan saaneet. Yksikään heistä ei pystynyt sanomaan, että olisi saanut kattavaa seksuaalikasvatusta. Meillä on vielä paljon työtä tehtävänä unionissa tässä aiheessa. Jos me Euroopassa aiomme varmistaa tasa-arvon tyttöjen ja poikien välillä niin, että he ymmärtävät arvonsa ja vastuunsa, niin meidän on edistyttävä seksuaalikasvatuksessa, eikä suinkaan estettävä sitä. Nuoria on kasvatettava. Tiedän Irlannista, että kyse on koulutuksen puutteesta, eikä niinkään, että kasvatusta olisi saatavilla. Tällä on myös hälyttäviä seuraamuksia. Mitä seuraamukset ovat? norm, terveiden suhteiden kehittyminen estyy, seksuaalinen kehitys hidastuu ja nuorilta evätään oikeus tietoon. Sehän on kuitenkin perusdemokraattinen oikeus kun ajatellaan ehdotusta siitä, että nuorille annettaisiin seksuaalikasvatusta ja tällä tavalla edistettäisiin pedofiliaa, niin sehän on aivan hölynpölyä. Seksuaalikasvatus voi eh, lisätä nuorten ymmärtämystä niin, että he ovat tietoisempia siitä, mitä seksuaalinen väärinkäyttö tarkoittaa ja miten he voivat siltä välttyä. Tällainen koulutus, kasvatus eh, ei heitä aiheuta eh, valtti, alttiiksi tällaiselle, vaan suojaa heitä. Ehdotus ei pääse myöskään tavoitteeseensa niin, että nuoret äh, kaikki ryhtyisivät äh, seksiin, vaan pikemminkin äh, pyrimme siihen, että nuoret halutessaan voivat sitä tehdä, mutta ovat vastuullisia. Ja seksuaalikasvatus näin ollen on tarpeen. Kehotan Puolan hallitusta olla etenemättä tällä tavalla. I'd like to remind that... Muistuttaisin, että että sähköinen järjestelmä sinisen kortin puheenvuoropyynnöille on nyt käytössänne, joten voitte käyttää myös tätä mahdollisuutta. Edustaja Regner, yksi minuutti, olkaa hyvä. Kiitoksia. Äh, seksuaalikasvatuksen kieltäminen ja se, että jos äh, opettajat äh, uskaltavat valistaa lapsia ja nuoria Puolassa, niin tässä voi olla, että he saavat viisi vuotta vankeutta. Kyllä, näin tässä hirvittävässä ehdotuksessa todetaan. Tämä on hirvittävää. Meidän täytyy nyt toimia tätä keskiaikaista politiikkaa vastaan. Euroopassa tarvitaan enemmän valistusta, enemmän ja palempaa, modernimpaa seksuaalikasvatusta nuorille. Ja me työstämme tätä. Yksi keskeisistä vaatimuksista äh, ensi kuun Nairobin huippukokouksessa on juuri nimenomaan tämä Eli se, että saa sosiaali, sosiaalisia taitoja, edistyminen on tässä meidän mottomme. Meidän täytyy tässä toimia naisten oikeuksien puolesta. Two minutes. Kaksi minuuttia. Edustaja Bilbao Barandik, olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Puolen viranomaisten ehdotus kieltää tehdä rangaistavaksi seksuaalivalistus on väärästäjästä nuorten ihmiset saavat tietoa pornografian kautta, joka, joka todellakin on päinvastoin sitä kuin niille arvoille, joita tässä lakien esittäjät ovat väittäneet tämänsä. Puola on ratifioinut Istanbulin yleisvoimuksen, joka myöskin sopimuksen koskee kaikkia naisiin koskevaa syrjintää vastaan. Sama myöskin sopimuksen, joka on rodullista syrjintää vastaan. Lisäksi sen, sen myöskin ihmisoikeuksien lainsäädännön mukaisesti antaa tietoa seksuaalisuudesta ja myöskin välttää sukupuoliittyvien stereotyyppien istämistä. Tarkoitus on opettaa ja antaa tietoa pedagogian kautta siinä, mitä voidaan lähestyä yhtä tärkeää osaa ihmisen elämää, joka on seksuaalisuus. Ja se, että puhutaan seksistä, joka on normaalia, voi johtaa välttämättä tietyntyvistä käyttäytymistä, on joka on väärin, käsittämätöntä. Navarassa, Espanjan alueella, äärioikeisto esitti koulutusohjelmaa sukupuolisuudesta koululaisille. Siinä esitettiin stereotyyppejä, ja monet kansainväliset järjestöt mukaan UNESCO tuomitsemaan. Minä pyydän, että pohditte asiaa. Me puhumme koulutuksesta, vapaudesta, pedagogiasta. Olemme Euroopassa. Rankaiseminen, se, että tämän tyyppisiä rankaistaan, on historian vastaista ja ihmisten oikeuksien vastaista. Sinisen kortin pyyntö on nyt esitetty edustaja Levskalta. Hyväksyttekö tämän kysymyksen? Selvä. Kysymykseen ei haluta vastata. Edustaja Jaki, yksi minuutti, olkaa hyvä. Eh, Kiitos puhemies. Te puhutte sekä seksuaalikasvatuksen kriminalisoinnista, mutta kukaan teistä ei ole edes lukenut tätä lakia. Te levitätte nyt väärää tietoa. Minä luen juuri nyt tästä laista. Artikla 1. Kuka julkisesti edistää tai hyväksyy pedofiilista käytöstä, äh, altistetaan sakolle. Myös vapauden menettämiselle taikka sille, että vapaus evätään aina kahden vuoden ajaksi. Tässä ei ole kyse kasvatuksen kriminalisoinnista, vaan kielletään pedofilian edistäminen. Sehän on kiellettyä jäsenvaltioiden rikosoikeudessa, suurimmassa osassa ainakin. Olisi parempi, että Euroopan parlamentin jäsenet todella lukisivat tämän lakitekstin ennen kuin syyttäisivät jotakin. Kiitos. One minute and a half, Mrs. Puolitoista minuuttia edustaja. Ei vaan nyt meillä on sinisen kortin pyyntö. Kysymys. Hyväksyttekö sinisen kortin kysymyksen? Yes, please ask the question. Olkaa hyvä. Kysymys. 30 sekuntia. Przeczytam uzasadnienie. Proponowana zmiana... Kiitos. Ehkä minä vain luen perustelut. Tässä puhutaan lasten äh, suojelmista siltä, että heitä ei kohdistu moraalittomuus, joka on kasvamassa niin sanotun seksuaalivalistuksen kautta. Tämä on siis lainaus. Mitä laisten suojeleminen äh, pedofilialta tai heidän kosketteleminsa väärällä tavalla, miten te tähän puututte tai miten voidaan lopettaa pornografisten sisältöjen äh, saatavuus internetissä? Teidän mukaan nehan te olette siis tietämättömiä, että tämäkin nyt mukaan sitten ratkaista ongelma. Onko tämä näin? Puoli minuuttia vasta. Jak się bronić przed Niin, vastaan teille siihen, miten voi suojautua pedofilialta. No, lakia käyttämällä. Jos ette ole samaa mieltä siitä, että pedofilian edistämisen tulisi olla sanktioitua ja että Sehän on rikos suurimmassa osassa jäsenvaltioita. Te huudatte minulle, koska tiedätte, että minä puhun totta. Ihmiset ovat hermostuneita silloin, kun kuulevat epämukavia totuuksia, ja juuri näin te käyttäydytte. Tässä jälleen kerran kyse on valeuutisesta. Ei tämä lainsäädäntö ole hallituksen käynnistämä, vaan kyse on kansalaishankkeesta. Lain mukaan tällaista hanketta ei voida ennen ensimmäistä käsittelyä hylätä. One minute, 30 seconds. Puolitoista minuuttia, edustaja Adamovic, olkaa hyvä. Minä en halua tässä nyt hukata aikaa lukemalla muita äh, oikeutuksia tälle lainsäädännölle. Mutta edustaja Jaki tässä ei kertonut totuuksia. Seksuaalikasvatus ja siis pedofiliaa tässä käsitetään ikään kuin seksuaalikasvatuksena ja tämä kasvatus on ikään kuin lääketieteellistä tietoa. Ei siinä tarkoiteta sitä, että joku että nuoret seksuaalisoidaan. Tietämättömyys johtaa esimerkiksi sukupuolitauteihin, masennukseen ja muihin psyykkisiin ongelmiin. Joten kysymys kuuluu, vanhemmille. Olisiko heidän mielestään parempi, että heidän lapsensa oppivat seksi elämästään, internetistä, muilta nuorilta, pornoelokuvista, vai pitäisivätkö he parempana, että heidän lapsensa oppisivat seksuaalisuudesta ammattilaisilta, opettajilta, eri ammattilaisilta, jotka ovat koulutettuja? There is a blue card request from... Edustaja Zalewska esittää sinisen kortin kysymyksen. Hyväksyttekö tämän? Olkaa hyvä. Kysymys 30 sekuntia. E, e, Kiitos. Haluaisin kysyä teiltä yhden kysymyksen. Oletteko katsonut perusasiakirjaa tästä aiheesta, jota me puhumme, jos on nimitystä, ohjausta perheelämään. Siinä näette, siellä on 2000-luku, parhemmat lapsi ja kouluttaja, jotka valmistavat nuorta ihmistä niin, että hän saa valistusta. Oletteko tietoinen siitä, että on olemassa erityinen ennaltaehkäisevä ohjelma, jonka laki myös määrittää. Siinä käsitellään kaikkia tärkeitä kysymyksiä. Ja vastaus, olkaa hyvä. Szanowni Państwo, ja mogę przeczytać fragment e, z uzasadnienia. Niin, minä voin lukea perustelut ja voin kertoa, mikä voidaan penalisoida, joten eh, sellainen koulutus, jossa edistetään seksuaalista aktiivisuutta, Äh, jossa puhutaan ehkäisystä, sukupuolitaudeista, kasvusta, kehittymisestä ja tällaisesta. Ja minä olen äiti. Minä tiedän tämän ohjelman ja tunnen muitakin en halua tässä nyt mainita mitään nimiä, mutta jos me suhtaudumme vastuuttomasti sukupuolikasvatukseen ja jos puutumme siihen, niin sillä tulee olemaan hirvittäviä vaikutuksia. Let, let me that we... Muistutan teitä siitä, että meillä on myös sähköinen järjestelmä käytössä. Jos haluatte esittää kysymyksen sinisen kortin perusteella, niin voitte käyttää myös sähköistä järjestelmää tämän pyynnön esittämiseen. Edustaja Chuodaru, yksi minuutti, olkaa hyvä nu credeam că putem să ajungem să gândim o astfel de... Herra puhemies, minä en olisi ajatellut, että tällainen aloite voi olla 2000-luvulla. Minä olen lääkäri. Me todellakin tarvitsemme valistusta, sillä monet sairaudet voidaan välttää valistuksella Euroopan tasolla. Joka tapauksessa valistus ja koulutus ovat ratkaisuja. Minä uskon, että on tärkeää meidän elämämme kannalta, että saamme tällaista koulutusta. Ja meidän täytyy tietää, mikä on hyväksi lapsillemme. Ei voi olla niin, että he vain jostakin jollakin tavalla päätyvät tekopyhyyden uhreiksi. Tällaiset alteet, joita minä todellakin tuomitsen, ne ovat terveyttä vastaan – ei voi olla näin. Euroopan tasolla meidän pitää ajatella eri tavalla. Me pitää todellakin tukea kaikenlaista koulutusta. Two minutes, miss... Kaksi minuuttia, edustaja Kasbru, olkaa hyvä. Herr talman. Puhemies. Puolan parlamentti on antanut tukensa sellaiset työlle tehdään lain hyväksi. Tässä viideksi vuodeksi voidaan tuomita opettaja, joka opettaa koululla, koululaisille seksuaalivalistusta. Kulttuuriset voimat, jotka ovat tehneet tämän lakisuksen, uskovat, että tätä kautta voidaan pysäyttää pedofilia. Mutta eihän tämä ole mitään muuta kuin täysin absurdia. Pedofiilit istuvat vankilassa, eivät opettajat, lääkärit, eivät ne, jotka opettavat nuoria ihmisiä, jotka ovat heille perustavanlaatuisia tietoja lasten ruumiista – se, että evätään lapsilta nuorilta mistä tällaiset tiedot merkitsee sitä, että he ovat sellaisia, että tulee yhä enemmän ei-toivottuja raskauksia ja sukupuolitauteja. On, sukupuolisuus on tärkeä asia. Se on tärkeää, että jokainen ihminen, jokainen tyttö ja poika saa valtaa oman, omasta vartalostaan, suku, sukupuolisuudesta. Tämä on tieto, jota tarvitaan tasavertaisessa yhteiskunnassa, jossa jokainen voi julkisesti näyttää oman seksuaalisuutensa. Nyt on pysäytettävä tämä taaksepäin menevä ja naisvihallinen mihimillinen laki. Se, että siitä ylipitään pitää keskustella tänä iltana, on todellakin ikävä muistutus siitä, mikä tilanne on joissakin osissa meidän unioniamme. Kiitos. One minute, Mrs. Kemp. Yksi minuutti, edustaja Kempa, olkaa hyvä. Kiitos, puhemies. Haluaisin muistuttaa teitä, että Tämä on oikeastaan lainsäädäntöaloite, jonka 265 000 ihmistä on allekirjoittanut. Tämä on siviilihanke. Haluaisin toistaa, että tämä ei ole mikään hallituksen hanke. Edustaja Pietron, oletteko täällä edistämässä pedofiliaa, koska tässä pyritään kieltämään pedofiliaa? edistäminen Puolassa. Se on tässä tämän lainsäädännön keskiössä. Tämä on hirvittävä rikos, varsinkin pienten lasten kohdalla, ja se järjestelmä, mitä te puolustatte, on juuri tätä. Tässä pyritään rikkomaan esteitä uhrien edestä. Tämä on se ideologia, jota edistätte, että uhrit eivät voi suojautua. Edustaja Biedron, ette tosiaankaan voi sekoittaa tai johtaa Euroopan parlamenttia harhaan, koska tämä on vakavamielinen toimielin. Tässä lainsäädännössä on kyse pedofiilian estämisestä eikä mistään muusta. Ja te kyllä nyt hyvin selektiivisesti suhtaudutte tähän lainsäädäntöön. Me aiomme suojella ja puolustaa lapsiamme ja perusyksikkö on perhe. Lasten Puolan perustuslain mukaisesti kasvattaa lapset eh, siinä. Would like to ask you a question. Edustaja Piedron haluaa esittää teille kysymyksen. Hyväksyttekö? Ei. No so, Mrs. Myös edustaja Adamovic esittäisi kysymyksen. En hyväksy. Proceed. One minute. Sitten menemme eteenpäin. Yksi minuutti edustaja Jones. Thank you, Chair. Kiitos puhemies komission jäsen King, tämä aihe ei koske pelkästään opetusta, vaan kyse on arvokkuudesta ja lasten oikeuksista. Kyse on perusoikeuksista ja perusarvoista EU:ssa. Ne on myös kirjattu perusoikeuskirjaan. Yksi yhteiskunnan perusvelvollisuuksista on kasvattaa lapsia terveisiin suhteisiin niin, että kunnioitetaan toinen toisiamme ja suhtaudutaan harvokkuudella. Me kaikki jaamme tämän vastuun lainsäätäjinä ja vanhempina ja myös EU-toimijoina. Tulevien sukupolvien on voitava oppia itsestään, kehoistaan ja autonomiastaan. Jos tätä tietoa ei anneta lapsille ja nuorille, niin se vakavasti rajoittaisi heidän oikeuksiaan. Jos äh, seksuaalikasvatus kriminalisoidaan, niin tämä on äärettömän huolestuttavaa. Lapset joutuvat maksamaan kovan hinnan poliittisesta toiminnasta, joka ei ole heidän roolinsa. Tällä lailla ko- kohdistetaan toimet myös HLBTI-ihmisiin ja naisiin aivan erityisesti. Tässä poljetaan naisten oikeuksien sopimuksia ja Istanbulin ja Sedovin sopimusta Euroopan parlamentin on tuomittava tämä laki ja on suojattava naisia, tyttöjä ja HLBTI-ihmisiä eh, niin, että varmistetaan seksuaalikasvatus ja oikeudet kaikille. Kiitos. Mr. Jaki would like to ask Edustaja Jaki haluaa esittää teille kysymyksen. Hyväksyttekö? Ette hyväksy. Sitten menemme eteenpäin. Puolitoista minuuttia. Edustaja Maksavaa, olkaa hyvä. Dobri večer Seksuaalinen výchova v polských školách je od roku 2000... Kiitoksia. Seksuaalikasvatus eh, Puolan kouluissa on ollut eh, konservatiivisempaa eh, kuin aikaisemmin. Näistä asioista pitäisi keskustella vain vanhempien kanssa. Nuoret ovat riippuvaisia internetistä saatavista tietoista. Tässä kyse on siitä, että käytetään erilaisia lähteitä ja nyt tässä sitten voi saada jopa viisi vuotta vankeutta. Seksuaalikasvatusta pidetään uhkana. Vastustajat eivät halua pysyä hiljaa. Äh, internetkampanjan kautta halutaan näyttää nuorille ja ihmisille, että näistä asioista on puhuttavaa. Kuuluisa malli puhui siitä, että seksi on valinta, mutta myöskin riski. Äh, ja myöskin kirja, joka voi nyt joutua mustalle listalle. Siinä kasvatusta pidetään pedofiliaa edistävänä. Ja haluaisin kysyä, että tietävätkö kirjailijat, mitä pedofilia on? En usko seksuaalikasvatus on osa modernia opetussuunnitelmaa. Sitä pitäisi parantaa, ei kieltää. Seksuaalikasvatus vähentää esimerkiksi sukupuolitautien ja ei-toivottujen raskauksien lisääntymistä, mutta valitettavasti nyt Puola on menossa vastakkaiseen suuntaan ja Euroopan parlamentin pitäisi näyttää kaikille näille rohkeille puolalaisille, jotka tätä tietoisuutta kasvattavat, että me tuemme heitä. Kiitos. Edustaja Krasnodebski haluaa esittää teille kysymyksen. Hyväksyttekö? Mrs. Maksova. Mrs. Maksova. Edustaja Maksova. Hyväksyttekö sinisen kortin kysymyksen? Do you accept the blue card question? No. En. Then we proceed. Sitten menemme eteenpäin. Yksi minuutti, edustaja Wisniewska, olkaa hyvä. Szanowni Państwo, dziś parlament... Puhemies, hyvät naiset ja herrat, tänään Euroopan parlamentti keskustelee lakihankkeesta, jota ehdotetaan käsiteltäväksi Puolan parlamentissa – sitä kansalaiset ovat esittämässä. Tämä ei ole hallituksen lakiesitys ja tästä on oltava tietoinen. Tämä lakihanke sisältää neljä kappaletta. Yksi, joka tekee pedofilian rangaistavaksi ja määrittelee tietyt rangaistukset. Tätä vain ilmeisesti Piedron näyttää vastustavan. Ja sitten toiseksi jos seksuaalisia yhteyksiä pyritään luomaan lasten kanssa, se mainitaan tässä. Ja sitten kolmannessa kohdassa puhutaan medioista ja julkaisuista ja, ja vielä neljänneksi mainitaan seksuaalisten yhteyksien edistämisen ja seksuaalisen toiminnan edistämisen alaikäisten kanssa. Tässäkin kyse on vankilarangaistuksesta. Teiltä halutaan kysyä kysymys. Hyväksyttekö? ask the question, 30 Olkaa hyvä, puoli minuuttia kysymykselle. Kunnioittakaa aikataulua. Uh, Tehän johdatte harhaan tätä taloa. Teidän jäsenenne, teidän puolueenne jäsenet, äänestivät tämän lain tukemiseksi. Te olette vallassa Puolassa. Ja te, teillä on enemmistö parlamentissa. Miksi te johdatte harhaan tätä parlamenttia? Edustaja Piedron, sanon teille aivan selvästi niin, että todella ymmärrätte, Tämä on kansalaisten lakialoite. Ei tämä ole hallituksen esitys. Ymmärrän, että teillä ei ole tietoa äh, lainsäädännön laatimisesta, koska te olette kansallinen parlamentaarikko. Äh, te olette nyt Euroopan parlamentin jäsen. Tämä on häpeällistä. Please refrain from insulting other members. Nyt täytyy pidättäytyä muiden jäsenten loukkaamiselta. Edustaja Insir, yksi minuutti, olkaa hyvä. Herra puhemies, komission jäsen King. Vuonna 2019 ja alue on Eurooppa. Ensin hyökkäys aborttikauksia vastaan ja nyt näyttää siltä, että sukupuolivalistus. Over, Voitteko aloittaa uudelleen? Englannin tulkkaus ei toiminut. Herra puhemies, komission jäsen King. Vuosi on siis 2019 ja alue on Eurooppa. Ensin hyökättiin aborttioikeutta vastaan ja nyt näyttää siltä, että sukupuolivalistus tarvitaan kieltää. Puola on yksi niistä harvoista valtioista Euroopan unissa, joissa kouluissa ainetaan sukupuolivalistusta. Nyt siitä ollaan jopa tekemässä laitonta niin, että uhkaa jopa viiden vuoden vankilatuomio. Tämä osoittaa selvästi sen, minkälainen kivikautista suuntautta, suuntausta Puolan hallituspuolue edustaa. Pedofilia todellakin on sairasta, mutta sukupuolivalistus auttaa nuoria ihmisiä paremmin ymmärtämään omaa kehoaan, omia tunteitaan ja omaa henkilöllisyyttä, henkilöllistä kokonaisuuttaan. Se voi myöskin estää sukupuolista väkivaltaa ja syrjintää. Se voi kyseenalaistaa stereotyypit yhteiskunnassa. Kysymys on vapaudesta. Se on asia, jossa minä itse voin päättää omasta ruumiistani, ei kukaan muu. Se on osa sukupuolivalistuksen tavoitteista. Sen lisäksi edistää tasa-arvoisuutta. Meidän ei tule ottaa askelta taaksepäin kehityksessä. Meidän tulee ottaa askel eteenpäin siinä, että me teemme mahdollisiksi sen, että yhä useampi ihminen voi saada sukupuolivalistusta. Mrs. Zalewska wants to... Edustaja Zalewska haluaa esittää teille kysymyksen. Hyväksyttekö? Uh, Krasnodebski wants to... Krasnodebski niin ikään. Hyväksyttekö? No, sitten menemme eteenpäin. Also, Mr. Jaki, I can see now. Myös edustaja Jaki haluaisi esittää teille kysymyksen. Hyväksyttekö? I'm uh, how do you say it? Third time makes sense like no. Kolmas kerta toden sanoo, eli ei. No kiitos tästä selvennyksestä. Näin puhujalista on käyty loppuun ja sitten menettely ilman puhujalistaa. Edustaja Šojtrová. Děkuji za udělení slova. Kolegyně Kiitoksia, että sain puheenvuoron, hyvät kollegat. Olen eri mieltä siinä kohtaa, että seksuaalikasvatuksen Puolassa pitäisi olla Euroopassa käsiteltävä aihe. Jos nyt jostakin täytyy olla huolissaan ja käydä puhelua täällä Euroopan parlamentissa on se, että suojataan lapsia väärin käytöksiltä, että suojataan sellaisia lapsia, joita painostetaan seksuaali seksuaalisuuteen esimerkiksi äh, verkossa, tv Ja lapsille ei anneta riittävästi tietoa heidän omista kehoistaan. Tämä ei ole totta, sillä biologiassa, biologiaopetuksessa heille kerrotaan heidän kehoistaan. Äh, heille äh, heitä opetetaan myöskin perheissä ja myöskin etiikkaan ja moraaliin liittyvissä kysymyksissä. Joten tässä nyt pyritään erottamaan seksuaalikasvatus ikään kuin perheistä. Minä olen mukana tämänkaltaisessa seksuaalikasvatuksessa. Ymmärrän, että jotkin teistä ovat huolissaan jostakin muista lähteistä, kuten pornografiasta ja vastaavasta, mutta tämä on jäsenvaltioiden asia suojata näitä lapsia – joten pidetään lapset perheiden piirissä elämässä elämänsä. Edustaja Krasnodebski, yksi minuutti, olkaa hyvä. No ja muszę mm, powiedzieć, że słuchałem już dużo... Niin. Minä olen nyt kuullut tässä parlamentissa monia keskusteluja, mutta tämä on ollut yksi oudoimmista – me keskustelemme asiasta, jota ei ole käännetty. Se on tunnettu vain puolaksi tämä ehdotus. Joten enemmistö parlamentin jäsenistä, jotka täällä ovat puhuneet, eivät tiedä, mistä puhuvat. Eivät he puhu tästä lakinsäädäntöesityksestä, joka Puolassa on tehty, koska he eivät tunne sen sisältöä. Kysymys on siis jonkinlaisesta tällaisesta ehdottomasta reaktiosta. Tämä on vain yksi esimerkki siitä, miten voidaan arvostella puolen hallitusta, olipa kysymys mistä tahansa. Ehkä tulevaisuutta ajatellen, jos haluatte keskustella jostakin, lukekaa ensin asiakirjat ja sitten voimme käydä vakavan keskustelun. Tämä olisi minun vetoomukseni. Ja vielä yksi asia, jos sallitte. Älkää uskoko demagogeja. One minute, Mr. Sokol. Yksi minuutti, edustaja Sokol. Olkaa hyvä. Hvala, hvala lijepa gospodine puhemies niin kuin tiedämme kasvatus on hyvin tärkeä osa elämää. Se määrittää meidän elämämme ja arvojamme ja myös mantereemme poliittista tulevaisuutta. Kasvatuksesta on tulossa entistä enemmän poliittinen kysymys. Ei tämä mikään uusi ilmiö ole näin on ollut aiemminkin, eikä tämä ole hyvä asia. Mieleen tulevat totalitääriset ajat ja unohdamme, mikä asiassa on oleellista. Koulutuksen on perustuttava tieteelle ja faktoille. Vetoaisin kaikkiin, jotta emme puhuisi koulutuksesta ja kasvatuksesta ideologisesta näkökulmasta, unohtaen faktat. Faktat on esitettävä ja sen pohjalta voi, voimme tehdä päätöksiä. Tämä lakiluonnos, lakiesitys on sellainen, että meidän on perehdyttävä siihen todenteolla niin, että voimme sitten tehdä oikean päätöksen. On luotettava faktoihin eikä ideologian. Chuck. Edustaja Polčak, olkaa hyvä. Předsedo za udělení slova. Já jsem přesvědčen. Kiitoksia, puhemies olen vakuuttunut siitä, että koulutus on paras vaihtoehto, varsinkin terveyteen liittyvissä kysymyksissä. Tämä äh, on sitten äh, vaikuttaa esimerkiksi äh, ei-toivottuihin raskauksiin, abortteihin, seksuaalisen uhkaan, sukupuolitauteihin. Nämä ovat kaikki seurauksia siitä, että ei ole riittävästi tietoa. Pidän tervetulleena sitä, mitä tässä edeltävä puhuja totesi, joka antoi Videronille mahdollisuuden ilmaista itseään. Mielestäni on hyvä käydä keskustelua tästä. Hänelle ei tätä mahdollisuutta annettu tuomittu. Ongelmat lainsäädännössä tuomitaan ja toivon, että seuraavalla kerralla enemmistöhallitus voi kertoa meille, että tätä ei ole hyväksytty. Näin menettely ilman puhujalistaa päättyy. Keskustelu niin ikään päättyy. Äänestämme marraskuun ensimmäisessä täysistunnossa. Seuraava kohta esityslistalla on komission julkilausuma jonka aiheena on, ovat myrskyt Euroopassa, erityisesti rankkasateet Espanjassa ja hurrikaani Asoreilla Portugalissa. I will now give the floor. Nyt puheenvuoron saa komission jäsen King. Olkaa hyvä, komission puheenvuoro. The floor is yours. Uh, chair, honorable members. Puhemies, hyvät jäsenet. Komissio on tietysti hyvin tietoinen, mitä vaikutuksia myrskyllä ja tulvilla on ollut monilla alueella, siis Espanjan äh, kaakkoisosissa ja myöskin Lorenzo Hurrikaanin vaikutusta Azoreille. Ja tämä koskettaa kaikkia niitä, jotka ovat joutuneet näiden vakavien äh, sääilmiöiden uhreiksi, jotka ovat menettäneet omaisuuttaan. Ja olemme tutkineet Espanjan ja Portugalin viranomaisten kanssa mahdollisia tapoja, miten korjata näitä vahinkoja, joita on aiheutunut. EUn solidisuusrahasto tarjoaa jäsenvaltioille ja alueille, jotka koskettavat vakavat luonnonkatastrofit, rahoituksellista tukea hätätilanteissa ja myöskin pelastusoperaatioissa. Komission yksiköt ovat jo pitäneet kokouksia Valentian alueen viranomaisen kanssa ja myöskin Azorien viranomaisen kanssa, jotta on voitu selvittää olosuhteet ja piirteet, jotka riittävät siihen, että saadaan solidisuusrahasto aktivoitua. Espanjan hallitus äskettäisessä kirjeessään komissiolle ilmoitti aikovansa hakea solidarisuusrahastosta tukea sitten, kun on arvioitu vahingot. Jos äh, tämä hakemus esitetään määräkaan muitteessa ja komission arvio osoittaa, että edellytykset solidarisuusrahaston aktivoinnille on täytetty, komissio nopeasti tulee siirtymään esittämään summaa, joka tämä parlamentti ja neuvosto hyväksyvät. Kummassakin tapauksessa nämä arvioitaisiin tällaisiksi alueellisiksi katastrofeiksi, joissa apu voi olla enimmiltään 2,5 prosenttia kokonais, kokonaista, suori, kokonaista suorista vahingoista. Tämän lisäksi rakenne- investointirahastoista voidaan antaa apua tietyissä korjaustoimissa ja, ja kun jotkin vahingot vaikuttavat maataloussektoriin, EUn maaseudun kehittämispolitiikka tarjoaa maataloustuotannon aiheutuneiden vahinkojen korjaamiseen luonnonkatastrofeissa katoavissa tapauksissa ja siinä, että voidaan saada aikaan asianmukaisia mukaisia ehkäiseviä toimenpiteitä. Jota kautta voidaan viljelijöitä auttaa selviytymään luonnonkatastrofien vaikutuksista. Uh, Tätä kautta voidaan korjata antaa korjauksia ensisijaisille tuottajille, siis vahingossa, jotka liittyvät äh, raakkasateisiin. Ja myöskin jäsenvaltiot voivat tor- pyhtiä sitä, että myöntävät valliollista tukea. Tässä eri olosuhteissa, jotka mainitsin, me olemme valmiita auttamaan niitä, joita ovat vaikuttaneet, ovat vaikuttaneet vakavat sääilmiöt. Kiitos. Kiitos komission sen. Sitten seuraavat poliittisten ryhmien puheenvuorot kaksi minuuttia. Ben Humea kansanpuolueen ryhmästä, olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Haluaisin sanoa, että on hyvä, että täällä hyväksyttiin ottaa näin tärkeä asia esitystä, niin että voimme käydä tämän keskustelun. Kuten komission edustaja totesi, Espanjan hallitus on edelleenkin laskemassa, minkälaiset ovat vahingot, joita ovat kärsineet Murcian, Valencian ja eh, Rian alueet johtuen rankkasateista, joita siellä on ollut. 12.15. syyskuuta. Nämä vahingot on laskettu, joten haluaisin ilmoittaa tälle salille, että kysymys on siitä, että hallitus on passiivinen hallitus, Pedro Sanchezin hallitus, on passiivinen siinä, että se käynnistäisi mahdollisimman pikaisesti solidisuusrahastosta saatavan tuen, joka Mursian tapauksessa kattaisi kaikki vaatimukset, jotta voitaisiin todellakin hyötyä solidisuusrahastosta. Me puhumme siitä, että valitettavasti on ollut seitsemän kuolonuhria, vahinkoja, joiden arvo Mursian aluehallinnon mukaan on noin, noin 700 miljoonaa euroa Mursian alueella ja, ja 190 äh, Valensian alueella ja Andalusiassa on joitakin kansalaisia, jotka todellakin odottavat sitä, että Eurooppa reagoisi. Yksi tärkeimmistä eurooppalaisista arvoista on solidaarisuus. Solidaarisuusrahasto on nimenomaan sitä varten, että se toimisi tällaisissa tapauksissa ja jotta se antaisi vastauksen kansalaisille, jotka ovat joutuneet tällaisiin hyvin dramaattisiin tilanteisiin, kuten se, jonka nyt voimme nähdä tällä hetkellä. Joten täältä Euroopan parlamentista pyydän, että neuvosto ja jäsenvaltio todellakin nopeuttaisivat sitä, että otettaisiin käyttöön solidisuusrahastoja. Sanon tämä, ajattelin myöskin sitä uhkaa, eh, että on olemassa, joka voi tulla rankkaselta siis äh, Palerailla Kataloniassa äh, tällä alueella. Tällä hetkellä Euroopan unionin täytyy toimia nopeasti. ei saa käydä niin, että tämä hidastuu viikosta toiseen luonnonkatastrofin jälkeen, kuten ne, jotka on nähty Espanjassa tai joita ovat nähneet naapurimme Portugalissa Asorella. Euroopan täytyy pystyä olemaan solidaarinen toimimaan nopeasti silloin, kun on tarvetta, kun kansalaisella on tarpeita. Thank you. Two minutes. Kiitos. Kaksi minuuttia. Edustaja Rodriguez Pinheiro, sd ryhmästä olkaa hyvä. Mikrofoni. Your, your microphone is not on. Mikrofonin ei ole päällä. Presidente. <laughs> Eh, Kiitos. Minäkin olin, olin sitä, että voin käyttää osaa tähän keskusteluun, mutta pahoittelen kovasti tätä asiatonta puheenvuoroa, jonka käytti kansanpuolueen edustaja koska uskon, että nämä tulvat ja ne hirvittävät seuraukset, joita ne ovat aiheuttaneet, eivät voi olla sitä, että niitä käytetään puoluepoliittisiin tuihin siksi, että Espanjassa ovat tulossa vaalit marraskuussa. Kaikki hallinnot tekevät oman tehtävänsä autonomiset alueet, paikalliset viranomaiset ja Espanjan hallitus, joka on jo esittänyt alkuperäisen arvion ja odottaa sitä, että katsotaan, minkälaisia vahinkoja on syntynyt kokonaisuudessaan, jotta voidaan sitä korrekti arvio. Ilmastonmuutos on se, joka pohjimmiltaan vastuussa siitä, mitä tapahtuu. Nimittäin tämä rankkasade vaikuttaa erityisesti Espanjan itään ja Välimeren alueisiin, Katalonian, äh, äh, Murcian, Melian ja Valencian alueeseen, mutta myöskin maan sisäosien alueisiin, Riohan, Navaran ja Madridiin. Tämä on seurausta ilmastonmuutoksesta ja meidän kaikilla on vastuuta torjua ilmastonmuutosta. Se, mitä me nyt pyydämme, että täytyy toimia yhdessä, jotta kaikki resurssit ja kaikki välineet tästä lähtien myöskin Euroopan unionin taholta asetetaan kansalaisten käyttöön. Kansalaiset ovat ne, joiden täytyy tukea, että instituutiot ovat heidän rinnallaan silloin, kun sitä tarvitaan, jotta voidaan korvata heille kaikki, mitä on menetetty. Ja siksi on tärkeää, että Euroopan rahastojen täytyy investoida tähän, jotta tätä ei tapahtuisi uudestaan koska tätä tapahtuu usein. Ei voi olla niin, että Välimeren alueilla me kohtaamme kuivuutta ja näemme myöskin aavikoitumisen seurauksia. Samaan aikaan sitten on tällaisia sadeilmiöitä, jotka estävät sen, että voitaisiin käyttää vettä kuivuuden torjumiseen. Tämä on tilanne, jolla täytyy priorisoida investointeja niin, että emme koskaan joudu paramaan seltaisiin tilanteisiin kuin nyt, ja että ne hälytykset, joita nyt on saatu tänä yönä, et, jot, ei, tietyllä alueella, että nämä eivät tulisi kärsimään tällaisia vahinkoja tulevaisuudessa. Thank you. Kiitos. Kaksi minuuttia edustaja Solis Perez Renew-ryhmästä. Olkaa hyvä. Ja. El pasado septiembre... Syyskuussa Espanjan kaakkoisessa nähtiin pahempia säilmiöitä viimeisten kylmävuoden aikana tuli eh, satoja litroja vettä, metriä kohti, on todella hirvittäviä, on ollut seitsemän kuolen tapausta, yli 4 miljoonaa tuhat henkilöä tuottiin pelastamaan alueita pois, teitä yhteyksiä ovat katkineet ja vahinkoja lukuisissa kunnissa. <clears throat> tämä on hyvin tärkeä asia Euroopalle ja sanonut, miten tärkeää on, että on yli 3000 hehtaaria viljelymaata ja menetty yli 500 miljoonaa tuhoja eh, maataloudelle. Kysymys on eh, erittäin tärkeistä ekosysteemistä ja, ja johon tämä sane on vaikuttanut kovasti, joten meidän täytyy katsoa, että hyvin vakavia vaikutuksia jotka ovat sekä ympäristöllisiä että taloudellisia tällä alueella. Ajattelen tätä tilannetta. Pyydämme, että käynnistetään solidaisuusrahasto. Tarvitsemme sitä, että saadaan korvauksia tästä näistä sateista ja, ja Tämä on tärkeää myöskin kaikille perheille, jotka ovat menneet talonsa, olivat vähän viljelijöitä tai kalastajia, että voivat alkaa rakentaa uudelleen omaa elämäänsä ja tulevaisuuttaan. Ladanan alue on yksi niistä alueista, joihin tämä tulee vaikuttamaan tulevaisuudessakin osana ilmastonmuutosta. Todellakin tarvitaan sitä, että kaikki jäsenvaltiot torjuvat yhdessä ilmastonmuutosta koska se, mikä vaikuttaa Espanjaan ja Portugaliin, vaikuttaa myöskin muihin Euroopan alueisiin. Valitettavasti tämä ei ole ilmiö, joka tulisi katoamaan. Meillä Espanjassa me olemme saaneet uuden tällaisen hälytyksen mahdollista tapahtumasta. On eurooppalaisia mekanismeja, kuten solidisuusrahasto, jolla voidaan vastata tällaisiin ongelmiin. Tarvitaan myös sitä, että, että, että tieteellistä tutkimusta, niitä voidaan ennakoida tällaisia luonnon katastrofia niin, että voidaan huolehtia siitä, että vaikutukset on niin vakavia, että ne vaikuttavat ihmisten elämiin, talouteen ja ympäristöön. Kiitos. Thank you. Two minutes. Kiitos. Kaksi minuuttia. Edustaja Andreosto ID-ryhmästä, olkaa hyvä. Grazie. Kiitos puhemies. Ennen kaikkea me ilmaisemme osanottomme uhreille, heidän omaisilleen tässä tragediassa. Tämä on koskenut Espanjaa ja Portugalia, mutta myös muita alueita mantereellamme. Vain vuosi sitten, haluan muistuttaa, Vaja myrsky aiheutti Italiassa monien miljardien eurojen tuhot. Puita kaatui ja Eurooppa totesi, että 47 miljoonaa tukea myönnettiin solidarisuusrahastosta. Ei pidä unohtaa ilmastonmuutoksen vaikutuksia se aiheuttaa sääilmiöitä, jotka ovat äärimmäisiä. Tämä ilmastonmuutos liittyy ainakin osittain maapallon lämpenemiseen ja ihmisen toimintaan ja myös saastumiseen. Tulevan komission jäsenvaltioiden ja tämän parlamentin eh, Green Dealin kautta haluamme mahdollisimman nopeasti toimia käytännön tasolla, jotta saamme tuloksia aikaan. Ensimmäisten tulosten täytyy myös osoittaa tehokkuutensa. Tähän vaaditaan vielä vuosikymmeniä. Nämä äärimmäiset sääilmiöt jatkuvat ja todennäköisesti ne ovat vieläkin äärimmäisempiä. Syntyy tulvan vaaraa, tietyillä alueilla kuivuutta. Täytyy ajatella ennen kaikkea tuhoja ja solidaarisuusrahastoa. Se ei kuitenkaan vielä riitä. On välttämätöntä, että jäsenvaltiot unionin tuo, tuella kehittävät sellaisia ohjelmia, joilla voidaan luonnonympäristöä paremmalla tavalla kehittää ja rakentaa niin, että vältetään liiallista asfaltointia. Sitten niin kuin tässäkin tapauksessa käy, ihmisen toiminnan seurauksena on jouduttu tragediaan. Meidän on huomioitava myös vedenkierto, tulevina vuosina tällaiset ilmiöt eivät ikävä kyllä ole enää mitään poikkeuksellisia ilmiöitä. Kiitos. One minute. Seuraavaksi yksi minuutti edustaja Villanueva Ruiz, QE NGL-ryhmästä. Olkaa hyvä. Me puhumme sateisten vaikutuksista. On kyynistä kuunnella kansanpuolueita, Espanjan kansanpuolueita, jonka johtaja äskettäin sanoi, että meidän maassamme pitää naurettaa, puheen naurettavana sitä, että puhutaan ilmastonmuutoksesta ja samaan aikaan kuitenkin tapahtuu vastuntonta rakennustyötä alueilla pyöhykkeillä, jotka tänään nyt ovat joutuneet kärsimään näistä vaikeuksista. On olemassa tällaisia valtaisia rakennelmia, jotka ehdottavat taloudellista hyötyä kuin muutamille ihmisille ja kuitenkin varantavat kansalaisten turvallisuuden. Tämä on asiasta huomioon lainkaan sitä, mitä huutoalueeseen liittyy. On ollut valtaisia tulvia, jotka ovat ilmastonmuutoksen vaikuttajia. Ja tästä huolimatta kuitenkin Euroopan komissio oli vielä nyt välttämättömiin toimenpiteisiin. On välttämätöntä, että ryhdytään makamaan, koska toisaalta on tärkeää, että rahoitusrahasto, joka luotiin, jotta voidaan puuttua silloin, kun on vakavia luonnon katastrofeja syntyneisiin tilanteisiin Euroopan region alueilla, kuten Navarra, tai Valintian alueella. Tarvitaan tukea, tarvitaan myöskin tukea hallituksille, jotka saavat aikaan asianmukaisen siirtymäajan uuteen malliin niin, että ei perusresursseilla pyritä harjoittamaan keinottelua, kuten esimerkiksi juuri vedellä. One minute and a half. Puolitoista minuuttia edustaja Fernandes, olkaa hyvä. Muito obrigado, senhor presidente. No Paljon kiitoksia puhemies. Lokakuun 12. Äh, hurrikaani iskeytyi äh, Yhdysvaltoihin ja puhumme siitä, kuinka paljon, kuinka monta äh, miljardia tässä menetettiin. Tähän liittyi useita saaria ja myöskin satama, joka se tuhoutui täysin ja 119 miljoonaa olevat tuhat. Nyt tässä 21 päivää on mennyt ja Portugalin hallitus nyt sitten ilmoitti tietyt luvut tälle tuholle. Ja nyt on tärkeää, että kaikki tässä ovat mukana ja että komissio toimii nopeasti. Yhteisvastuu on tärkeää tässä. Se, sitä täytyy soveltaa käytännössä. Ja jos nyt yhteisvastuuta pyydetään solidaarisuusrahaston käyttämiseksi, niin meidän täytyy varmistaa, että komissio ryhtyy nopeisiin toimenpiteisiin ja tässä vasta lupauksiinsa. Meillä on vielä resursseja käyttämättä me tarvitsemme niitä nyt tälle alueelle, jotta voimme varmistaa nyt tilanteen. Me emme puhu tässä mistään sellaisesta alueesta, siis puhumme sellaista alueesta, joka tarvitsee lisää tukea tämän tilanteen takia. Karval. Puolitoista minuuttia, edustaja Karvalais. Puhemies, hyvät kollegat. Puhuin pari viikkoa sitten tilanteesta sen jälkeen, kun Lorenzo hurrikaani oli ylittänyt Asorit. Tuho kautta näiden saarien oli huomattavaa. Nyt me tiedämme, että julkiset ja yksityiset tuhot ovat olleet aivan valtaisia. Me puhumme sellaisesta alueesta, joka kuitenkin sijaitsee syrjässä. Tämä tuho on koskettanut koko yhteiskuntaa, kaupanomistajia, alustenomistajia ja maanviljelijöitä. Alueelliset voimat on nyt otettu käyttöön, jotta lisävahingoilta vältyttäisiin ja jotta voitaisiin auttaa niitä, jotka ovat kärsineet. Haluaisin vielä kerran vedota lisäavun puolesta, jotta todella osoitettaisiin eurooppalaista solidaarisuutta Asoreille. Tätä apua todella tarvitaan nopeasti ja tehokkaasti. One minute. Yksi minuutti, edustaja Andhue, olkaa hyvä. Merci, monsieur président. Kiitos puhemies sateista, tulvista ja hurrikaaneista keskustelu osoittaa, että tämä politiikka niin, enemmänkin viestii kuin toimii. EPPn pitäisi toimia, eikä vain odotella uusia keksintöjä. Todellinen poliittinen kysymys kuuluukin, miksi EPP halusi nostaa tämän luonnonkatastrofi-aiheen esityslistalle juuri nyt? Miksi, kun kahden, viikon, kahden päivän päästä solidarisuusvaroja sitten haluttaisiin käyttää luonnon voimien uhrien avuksi. Eikö tämä ole aika tekopyhää? Ja kaksi vuorokautta ennen kuin leikkauksiin aiotaan ryhtyä, niin halutaankin toimia näin. Tämä keskustelu on vääristynyt jo ennalta, kun kahden vuorokauden kuluttua haluttaisiin suojella eurooppalaisia. Kukaan teistä ei enää ole. ID-ryhmä on ainoana pelastamassa näitä äh, henkilöitä, eli täytyy pelastaa tämä solidaarisuusrahasto silloin, kun kyse on luonnonvoimista ja niiden uhreista. Äh, Yksi minuutti, edustaja Ferreira, olkaa hyvä. Kiitos komission jäsen. Hurrikaani Lorenzon kulkeminen Asorien kautta aiheutti merkittävää tuhoa ja paljon vahinkoja. Taloja tuhoutui, ihmiset jäivät kodittomiksi, infrastruktuuri vaurioitui, voimalinjoja tuhoutui ja tu- kata- satama myöskin kärsii, joka kautta toimitetaan elintarvikkeita Asoreille. Ajatellen tätä tuhoa tarvitaan tukea niihin, joita tämä vaikuttaa, ennen kaikkea niille, jotka ovat vaille kotia. Ja totta kai infrastruktuuri pitää saada takaisin toimimaan. Se vaatii sitä, että satoja miljoonia euroja asetetaan apuna käyttöön mahdollisimman pikaisesti. Mitä nopeammin, mitä enemmän aika kuluu, me, me, meidän täytyy myöskin oppia siitä, miten EU-budjetin kautta voidaan nopeasti reagoida tämän tyyppisiin tilanteisiin. On tarvetta toiminnalle. Täytyy toimia hienosäädytyllä tavalla solidaisuusrahaston, mutta myöskin muiden rahastojen kautta voitaisiin harjoittaa tällaista hienosäädyttyä toimintaa. Me tarvitsemme rahastoja. Nyt ei pidä siirtää apua yhdeltä alueelta toiselle niin, että vain tehdään täytyy jonkinlaista tilkkutäkkien täyttämistä. Meidän pitää pyrkiä vastaamaan poikkeustilanteisiin asiallisesti. Puolitoista minuuttia edustaja Novakov, olkaa hyvä. Paljon kiitoksia puhemies. Haluaisin aloittaa survalittelulla ja sympatialla niille perheille, jotka menettivät läheisiään Etelä-Espanjan tulvissa. Tiedän, että tämä solidaisuusrahasto ei ole mikään nopea instrumentti, mutta kuitenkin on paljon vielä tilaa parantaa tätä vastausaikaa. Tiedän, että paljon on investoitu siihen, että pyritään parantamaan sitä tapaa, miten rahasto toimii ja sitä aikaa, mitä tarvitaan, jotta voidaan lähettää apua niille alueille, jotka ovat kärsineet tällaista luonnonkatastrofista, mutta solidaarisuus, yhteisvastuullisuus on sitä kun, sitä, kun sitä saadaan ajoissa ja samoin on avun kanssa – mielestäni vielä on paljon tehtävää ja tämän hetkinen Euroopan komissio ja myöskin tuleva voisivat tätä viedä eteenpäin. Mielestäni koheesiopolitiikka on sellaista, että sitä voitaisiin suunnitella, jotta se voisi olla avuksi tällaisissa tapauksia, mutta tasapainoisella tavalla, koska jatkuva operatiivisten ohjelmien uudelleen suunnittelu tai ohjelmointi voisi tässä asettaa nämä strategiset tavoitteemme uhanalaisiksi. Mielestäni tämä rahasto voisi toimia paremmin ja parlamentti voisi myöskin vaikuttaa siihen, että rahastoa saadaan parannettua niin, että kansalaisia voidaan sen avulla auttaa. Kiitoksia. One minute, Mrs. Serda. Yksi minuutti, edustaja Serdas, olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Komission jäsen EU on osoittanut viime aikoina paljon solidaarisuutta eri jäsenvaltioille. Tästä syntyisi pitkä luettelo. Ihmiset ovat näissä tilanteissa tärkeitä. Me puhumme totta kai syrjäisestä alueesta, kun puhumme tästä hurrikaanista. Äh, sadat ihmiset äh, tarvitsivat äh, uutta kotia näiden luonnonilmiöiden seurauksena – hyvin tärkeä saattaama myös Asoreiden alueella tuhoutui. Hurrikaani aiheutti tuhoja noin 350 miljoonan euron arvosta. Puhemies, vielä kerran haluaisin vedota komission, jota todella osoittaisimme, että yhtenäisenä olemme vahvempia – me pidämme tärkeinä ihmisiä ja haluamme auttaa heitä. Näin ollen pyydänkin, että solidarisuusrahasto mobilisoitaisiin nopeasti niin, että voisimme käytännössä tukea Asorien asukkaita. He ovat kärsineet valtavasti. Mistä? Nyt edustaja Amar, olkaa hyvä. Kiitoksia paljon puhemies. Hyvä komission jäsen. Kaikki me täällä olemme puhuneet solidaarisuudesta ja tässä tapauksessa Espanjan ja Aasorian autonomisen äh, alueen kanssa. Tämä solidaarisuus on sellaista, että me pidämme sitä hyvin tärkeänä sanana, kun ajatellaan kaikkia Euroopan politiikan aloja. No, hiljattain me kuulemme komission jäsenen luettelevan tällaisia toimia, joissa solidaarisuutta voitaisiin osoittaa. No, totta puhuen, niin kuin monet, esimerkiksi Isabella ovat täällä todenneet, se, mistä tässä nyt on kyse, niin kyse ei ole ainoastaan tällaisesta mahdollisuuksien luettelosta, vaan ne täytyy toteuttaa käytännössä. Ja olen havainnut, että e, joissakin kohdin ja joissakin tilanteissa – asiat on saatu tehtyä, mutta kuitenkin puhutaan tässä ihmisistä ja yrityksistä, jotka ovat kärsineet. Jotkin ihmiset ovat kuolleet, he ovat menettäneet kotiinsa, he ovat menettäneet asioita ja heidän täytyy voida jatkaa elämäänsä, joten tässä nyt tarvitaan solidaarisuusrahastoa käytännössä. Sitä täytyy käyttää muiden mekanismien ohella – paikan päällä. Portugalin presidentti totesi eilen, että tätä ei voida unohtaa, sitä ei saada jättää huomiotta. One minute. Yksi minuutti edustaja Maldonado Lopez, olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Ensinnäkin haluaisin sanoa kansanpuolueen edustajalle, että että ei tarvitse tällaista peliä harjoittaa, jota harjoitetaan niillä vahingoilla, joita ovat kärsineet perheet, jota on aiheuttaneet tulvat viime aikoina. Tässä on myöskin peliä niiden yrittäjien omaisuudet ovat menettäneet sen näiden tuossa. Puhun myöskin Valentian, Murcian, Balearien, Kasia Leonin ja Kasia Manchan alueita vastaan tapahtumista. Kysymys on pienistä yhteisöistä, kuten Navarre, jossa on vain muutamasta tuhatta asukasta. Mutta olemme nähneet, miten meidän alueellamme kadut ovat 22 kunnassa, eivät oli pelkästään vain katuneet, on menty myöskin ymishenkilö on tapahtunut sitä, että monet kaupat, monet kotitaloudet, monet perheet ovat joutuneet joutuneet tilanteessa ovat menittäneet kotinsa. Kysymys todellakin valtavasta muutoksesta ja toimenpiteistä, johon täytyy myöskin unionin, unionin reagoida ilmastonmuutoksen osalta muutos täytyy yrittää uuteen politiikkaan tähtää uuteen tulevaisuuteen. Meidän täytyy myöskin antaa vastauksia, koska on selvää, että Espanjan hallitus on samat mieltä myöskin kunnanvaltuuston jäsenet, kuntien johtajat ja siksi on tärkeää, että solidarisuustoja ajantasaistetaan, että luodaan uusia mekanismeja Euroopan, joissa voidaan reagoida ja antaa kansalaisille apua. One minute. Yksi minuutti, edustaja Pisarro, olkaa hyvä arvoisa puhemies. Hurrikaani Lorenzo iski Azoreille ja aiheutti valtavasti fyysistä tuhoa. Onneksi kuitenkaan ihmishenkiä ei menetetty. Tästä on kiittäminen aluehallinnon väestön suojelutoimista ja joukkojen työstä. Hurrikaani kuitenkin oli todella voimakas ja fyysiset tuhot olivat valtavia. Floresin satama tuhoutui. Se oli kuitenkin oleellisessa roolissa, jotta apu saatiin perille koko saaren eri alueille. Portugalin hallitus on käytynyt komission puoleen 13. päivä lokakuuta. 20 päivää on kulunut ja ihmiset eh, ovat olleet kiukuissaan. Meidän on tehtävä yhteistyötä, jotta voimme todella vastata ihmisten tarpeisiin. Solidaarisuusrahasto on nyt eh, otettava käyttöön. 2,5 eh, prosenttia ei kuitenkaan riitä, kun puhutaan valtavista miljoonatuhoista. Me tarvitsemme paljon enemmän solidaarisuusvaroja Euroopalta Azorin väestön avuksi. Meidän on tarjottava apua EUsta. Kiitos. Näin puhujalista on käyty loppuun ja seuraavaksi vuorossa on menettely ilman puhujalistaa. Edustaja Soidrova, yksi minuutti, olkaa hyvä. Paljon kiitoksia kollegat. En ole Espanjasta tai Portugalista, mutta pyysin puheenvuoroa, koska tiedän, millaisia vaikutuksia ilmastonmuutoksella, äärimmäisellä kuivuudella ja tulvilla on EUn laajuisesti ei ainoastaan EU-ssa, vaan myöskin kaikilla mantereilla, joten kaikkien poliittisten puolu- puolueiden pitäisi pitäisi tässä ryhtyä toimenpiteisiin. Solidaarisuusrahoisen pitäisi olla tehokkaampi ja nopeammin ja uuden komission pitäisi pyrkiä viemään tätä eteenpäin tarvitaan toimenpiteitä, niin kuin kollegat ovat tässä ilmaisseet. Tämä on, pitäisi ennaltaehkäistä. Se on tehokkaampaa ja halvempaa. EU on johtaja eh, ilmastonmuutoskysymyksissä. Se pitäisi varmistaa, että muutkin maailman johtajat voisivat eh, pyrkiä tähän, että voitaisiin eh, tätä ilmiötä lieventää. Edustaja Chudaru, olkaa hyvä. Kiitos, puhemies. Minä totean, että Euroopan stallisuusrahasto on sellainen, jota pitäisi käyttää todellakin vaikeissa tapauksissa ja vakavissa tapauksissa. Ja sen pitäisi olla myöskin sitä, mitä sen pitäisi olla alusta lähtien. Nimittäin, että kysymys on tällaisesta hätärahastosta. kuin tapahtuu tällaista, niin silloinhan me näemme, että emme elä mitään meitä suojelevan latisen katon alla, vaan tällaista tapahtuu toistuvasti. Ja kysymys on todellisista draamoista. Meidän täytyy myöskin suojella metsiä, ettei tätä tapahdu. Romanian parlamentissa tästä käytiin keskustelua yhden kerran. Toisaalta täällä kuitenkin puhutaan ihmisuhreista ja tässä komission todellakin on puututtava asiaan. Me tarvitsemme tällaisissa tilanteissa, tällaisissa kiireisissä tapauksissa asianmukaisia resursseja niin, että voimme auttaa kansalaisia silloin ja siellä, missä he tarvitsevat sitä. Ja sitten ehkäisevä Ajatel, toiminta. Ajatelkaapa sitä, jos me emme harjoita mitään ehkäisevää toimintaa, silloin me emme emme voi tällaista estää. Meidän pitää myöskin ajatella maatalouspolitiikkaa. Kiitos, kunnioittakaa teille myönnettyjä puheaikoja. Tämä keskustelu päättyy. Seuraava kohta esityslistalla ovat minuutin puheenvuorot säännön 172 mukaisesti. Mr. Vince. Edustaja Vince, olkaa hyvä. Kiitos, puhemies. Romaniassa epäluottamusäänestyksen hyväksyminen ja vasemmisto hallituksen vaihtumisen jälkeen oikeiston tuomalla uudella väliaikaisella hallituksella on suuria mahdollisuuksia. Suurin tehtävä tulee olemaan se, että uusi hallitus tulee harjoittamaan tiukkaa budjettipolitiikkaa, varmistaa kuntien toimintakyvyn, käynnistää sen, miten voidaan hyödyntää paremmin unionin rahastoja, käynnistää suuret investoinnit ja järjestää kunnialliset vaalit. Tarvitaan sitä, että vuoden 2020 aikana Bukarestin hallitus on ottanut enemmän luottoja kuin mitä se otti talouskriisin aikana. Tärkeää on, että harjoitetaan sellaista hallitustoimintaa, joka palvelee koko maata. Ja tässä Romanian unkarilaisten demokraattien liitto olemaan tärkeä kumppani. Ensi vuoden vaaleissa tärkeää on ottaa huomioon koulutuskysymykset, ympäristönsuojelu ja terveellinen elämäntapa on saatava aikaan luottamusta romelaisen enemmistön ja unkarilaisen vähemmistön välillä on käynnistettävä vuoropuhelua erilaisten etnisten ryhmien välillä. On saatava aikaan sellainen hanke, joka todellakin edistää kaikkien kannalta kehittyvää maata. Luena. Edustaja Luena, olkaa hyvä. Eh, gracias. Kiitos puhemies. Nationalismi on myöskin eh, sotaa, mutta myöskin protektionismi on myöskin kaupallisota on olemassa tulleja monille sektoreille. Tämä koskettaa monia espanjalaisia sektoreita. Tämä koskettaa viiniä, juustoa, eh, oliive, pöytäoliiveja ja niihin on osoitettu epäoikeudenmukaisia tulee. Tie ei olisi se, että jatketaan sitä, tätä sodankäyntiä. Haluaisin sanoa Euroopan komissiolle, että se asettaisi vastatulle ei ole mikään ratkaisu. Ratkaisu on vuoropuhelu. Täytyy löytää ratkaisu, joka syntyy vuoropuhelun kautta niin, että ei käydä kauppasotaa, koska tämä saattaa vaikuttaa kokonaiseen yhteen sukupolveen. Haluaisin pyytää komission komissiolta, että ennen kaikkea viinisektori saisi tukea että korvattaisiin tuilla tässä syntyvät menetykset ja saataisiin lisäjärjestelmää, jonka voidaan edistää viiniä. Hyvät kollegat, kauppasota ei ole ratkaisu. Ratkaisu on vuoropuhelu, korvaukset ja apu. Mrs. Bilbao. Edustaja Bilbao Barandika, olkaa hyvä. Gracias, presidente. Puhemies, kiitos. Katalonian kriisi ei ole mikään julkinen asia, julkisen järjestyksen kysymys. Minä, me torjumme kaiken väkivallan. Tätä kuten voidaan hoitaa tuomioilla ja sillä, että uhataan mielenosoituksia tai puututaan parlamentin koskemattomuuteen. Olemme poliittista kysymystä käsittelemässä ja nyt täytyy luoda uutta keskustelun ja ratkaisun tilaa. Demokratiassa mikään ei ole mahdollista ilman lakia, mutta laki ei voi olla se väline, jolla estetään välttämätöntä keskustelua. Tämä jäädyttää tilanteen. Siksi kehottaisin, että unioni auttaisi etsimään ratkaisuja Katalonian kriisiin, joka on Euroopan, Euroopan ongelma. Unioni on, on sellainen, että se tietää menuotoisuutta, mutta tärkeää on, että saadaan aikaan vuoropuhelutta ja että keskinäistä tunnustamista ja että pystytään käymään vuoropuhelua poliittisesti menomaan sellaisiin arvoihin, jotka ovat tärkeitä kuin lyhyen tähtäyksen ratkaisut, jotka eivät kuitenkaan ratkaise viime kädessä ongelmaa. Mrs. Cavazzini. Edustaja Cavazzini, olkaa hyvä. Ähm, Kiitoksia puhemies. Tämä villapaita, mikä minulla on tänään päällä, niin tämä on äh, reilun kaupan tuote. Minun piti mennä erityiseen kauppaan ja miettiä, mikä merkki tarkoittaa mitä, kun ostan tämän vaatteen, jossa ei ole otettu lapsityövoimaa eikä ole hyväksi käytetty työntekijöitä. Ei näin voi olla. Tämä on maailma. Pitäisi olla täysin päinvastoin. Kaikki tuotteet, joita me käytämme, niiden pitäisi olla vapaita lapsityövoimasta ja väärin hyväksikäytöstä. Kaikki tuotteet, joita joissa maksetaan, täytyy olla vapaita myöskin puiden kaatamiselta ja kun meillä on näin paljon näitä erilaisia merkkejä, joista me tiedämme mitään, niin me pääse eteenpäin. Nyt on vuosi 2019 ja me voimme tässä vielä saavuttaa kestävän kehityksen tavoitteet. Me tarvitsemme lainsäädäntöä, joka ottaa ihmisoikeudet ja ympäristöstandardit huomioon koko arvoketjun kautta. Nyt täytyy muuttaa tilannetta. Meidän täytyy tehdä yhteistyötä niin, että EU vihdoin saa tällaisen tuotantoketju lainsäädännön. Tavalieri. Edustaja Tavalieri, olkaa hyvä. Grazie, presidente. Kiitos puhemies. 12.10. Erin Kalaf, 35-vuotias, äh, tapettiin ja hänen äh, ruuminsa vielä häpäistiin tämän jälkeen ja kuvat ovat levinneet koko maailmaan, esimerkiksi eh, naisille. Hän oli saanut insinöörikoulutuksen ja hän oli koko elämänsä aikana vaatinut oikeuksia eh, naisille, eh, kaikille alueella asuville. Ilmeisesti tämä on aivan liikaa saavutuksia yhdelle naiselle. Hän oli rohkea, hän kannatti vuoropuhelua ja vastusti, rikollis, vastusti rikollisia voimia, fanaatikkoja ja murhaajia. Eurooppa ei voi olla vain katsomassa tätä kauheutta sivusta. On välttämätöntä keskeyttää kaikki rahoitus Ankaraan ja äh, pysäytettävä Turkin hyökkäys EUn alueelle. Meidän on puolustettava kurdiväestöä ja sitä ainoata mm, armeijaa, joka on taistellut äh, islamilaista valtiota vastaan maataisteluissa. Naiset ovat taistelleet ja myös miehet. Ei pidä unohtaa sitä, että eh, tämä joukko on ollut ainoana vastavoivana terrorismin tulolle Eurooppaan. Kiitos. Mrs. Shaibi. Edustaja Shaibi. Non, ils ne sont pas en train de se la couler douce. Costa Bravaan eh, rannalla. No niin, ja jos heillä ei ole oikeutta olla siellä. Täällä puhumme kolmesta katalaanikollegasta, jotka, jotka oli valittu demokraattisesti, mutta kuitenkaan he eivät ole päässeet tänne istuntosaliin. No, pitäisi järjestää kansan äänestys. Ranskalaisena valittuna minun ongelmani ei ole Katalonian itsenäisyys, mutta meidän ja minun ongelmani on se, että välineellistetään tämä politiikka. Jos me emme tätä pystytä tänään, niin tästä, tämä, tästä voi olla seurauksina ja sitten voidaan sanoa, että esimerkiksi jollakin opposition jäsenillä ei olisi tänne pääsyä. Haluan, että nyt tähän reagoidaan. Me emme voi puhua Katalonian vapaudesta, puhutaan politiikan vapaudesta ja demokratian puolustamisesta. Kyse on eurooppalaisesta ongelmasta ja Euroopan unioni ei eh, enää sitten kestä, mikäli emme löydä syyllisiä. Mr. Ressler. Edustaja Ressler. Poistovani potpredsjedniče, sloboda kre... Puhemies, Liikkuvuuden liikkumisvapaus on yksi suurimpia Euroopan unionin saavutuksia. Jotta Kroatian kansalaiset voisivat hyötyä tästä edusta, Kroatia viimeisten kahden vuoden aikana on varmistanut, että se on pannut täysin toimeen unionin säädöstön. Tällä hetkellä yli 6500 kroatilaista poliisia itse asiassa valvoo rajoja. Ja Kroatian liittyminen Schengenin alueeseen varmistaa taloudellisen toiminnan, mutta myös sen, että suojellaan ulkorajoja. Siksi tämä on ei pelkästään Kroatian etujen mukaista, vaan kaikkien muidenkin jäsenvaltioiden ja samalla tietysti myöskin Euroopan unionin kokonaisuudessaan. Siksi on oikein, että Euroopan komissio tekee päätöksen teknisestä valmistautuneisuudesta Kroatian tapauksessa nimenomaan jotta Kroatia voi liittyä Schengen-alueeseen. Ja tuo ratkaisu on tehtävä objektiivisesti. Siksi siitä ei pidä hyväksyä sitä, että käytetään poliittista painostusta. Kroatian valmis Schengeniin. Mr. Ruiz. Edustaja Ruiz, Devesa, olkaa hyvä. Muchas gracias. Kiitos puhemies. Arvoisat kollegat, Euroopan tulevaisuus on tämän vaalikauden suuri asia epäilemättä tälle vaalikaudelle. Lissabonin sopimus oli voimaan kymmenen vuotta sitten, mutta kuitenkin on tapahtunut erinäisiä muutoksia ja tapahtumia, aloittain esimerkiksi Brexitistä, muuttoliikevirtojen hallinnasta, talouskriisin seuraukset. Nämä kaikki velvoittavat meitä asettamaan politiikkamme ja instituutiomme ajantasaiseen tilaan. Siksi uskon, että meidän tulisi käynnistää keskustelua Euroopan tulevaisuudesta ja minun puolestani täytyisi silloin olla tällainen luonteeltaan federaalinen poliittinen unioni. Siis sellainen, jossa ei ole kansallisia vetoja eikä mitään järjettömyysmahdollisuuksia neuvostossa, jossa parlamentti olisi tasavertainen neuvoston kanssa kaikissa kysymyksissä, mukaan luettuna myöskin verotuksen, omat varat ja monivuotisen rahoituskehyksen. Kiitos puhemies. Mr. Šimečka. Edustaja Šimečka, olkaa hyvä. Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. V mojej rodnej krajine na Slovensku sa... Puhemies, kotimaassani niin Slovakiassa ihmiset saivat sokeravaa tietoa mikä liittyy järjestäytyneeseen rikollisuuteen, poliitikkojen, tuomareiden, syyttäjien välisiin suhteisiin. Me olemme joka päivä saaneet tietomme uusista nauhoitteista, jotka liittyvät uuden nuoren toimittamme Jan Kutsiakin murhaan. Olemme oppineet sitä, miten rahalla voidaan oikeutta ostaa. Me olemme oppineet myös, että poliitikot hallituksessa peittelivät kaikkia näitä rikoksia, kaikkia näitä toimia. Me äh, saimme tästä tietoa viime kuukausien aikana, koska äh, toimittajat, tutkijat ja yhteiskunta painostivat tähän suuntaan. Totta kai kaikki nämä tapaukset täytyy tutkia tarkasti. Tämä ei ole EU on tehtävä. Me Slovakiassa meidän täytyy, täytyy taistella oikeudenmukaisen yhteiskunnan puolesta. Kuitenkin se, että oikeuslaitos epäonnistuu jossakin jäsenvaltiossa, tämä on ongelma koko unionissa. Jos emme voida luottaa riippumattomaan poliisiin, meillä ei voi olla vapaata liikkuvuutta ja yhtenäismarkkinoita. Edustaja Majid. Salam aleikum. Salam aleikum. Olettepa sitten ideologisesti missä tahansa tai miten tulitte valtaan – jos teillä on mitään vaikutusvaltaa mihinkään suuntaan, kun olette mukana politiikassa tällä vuosisadalla, niin silloin me puhumme ihmiskunnasta kollektiivina suhteessa luonnonkatastrofiin. Sanon tämän mahdollisimman selkeästi. Ilmasto-oikeudenmukaisuutta ei ole ilman sosiaalista oikeudenmukaisuutta. Köyhät, haavoittuvat, he, jotka ovat jääneet kehityksen laidalle, joutuvat maksamaan seuraamukset, kun maailma vaipuu unholaan. Ilmastotoimijat ovat tervetulleita. He ovat koululakossa. Nuoret aktivistit Sebastidon kaltaiset osoittavat, että kukaan ei ole liian pieni, jotta hänellä olisi merkitystä. Kaikista tärkeintä on se, että tervehdin kaikkia äh, globaaleja aktivisteja. He taistelevat elämäntapansa puolesta yritysten ahneutta vastaan. Meidän voittomme on ihmiskunnan voitto ja meidän on oltava moninaisia toiminnoissamme ja äänenpainoissamme. Meidän on toimittava nyt. Kiitos. Mr. Bardella. Edustaja Bardella, olkaa hyvä. Merci, monsieur le président. Kiitos puhemies. Meillä on ollut Junckerin komissiota viisi vuotta. Se on ollut kansalle katastrofi von der Leyenin komissio näyttää jatkavan samalla linjalla. Äh, Sylvie Goulart oli Ranskan ehdokkaana komissioon ja tämä on tervetullutta kehitystä. Amerikkalaisten lobbareiden osuus äh, kävi ilmi hänen kaudellaan ja hänen riippumattomuutensa on äh, asetettu kyseenalaiseksi. Van der Leyenin komissio on tämän unionin karikatyyri, pahinta mahdollista laatua ultraliberaalit edelliseltä kaudella pyrkivät edelleenkin siihen, että saksalaiset virkamiehet saadaan kaikkiin kabinetteihin mukaan. Euroopan unioni on antiteesi siitä, että sen pitäisi miellyttää kaikkia, mutta kuitenkin Saksan intressejä tässä vain palvellaan. Tulevassa neuvostossa pitäisi nostaa perussopimukset käsittelyyn niin, että kansat todella heräävät ja päästään demokraattisesti eteenpäin. Kiitos. Mrs. Anderson. Edustaja Andersson, olkaa hyvä. Viime viikolla britannialainen tuomioistuin tuomi sitä, että äh, Amanilla ei ollut oikeutta saada italian kansalaisuutta äh, pitkän perjantain suojelun puolelta. Kumma siinä, että Britannian hallitus on tämä lainsäädäntöä pitkän, pitkän perjantaismemmuksen jälkeen lainsäädäntö ihan kyllä suskysmyksessä. Britannian valtioita voida koskaan luottaa. Se on aina tämä sama Albion, joka on petollinen. Meidän ei pidä antaa suostumustamme eroamissopimukselle, koska Britanniansa establishment tulee tekemään työtä purkaakseen sen palapalata. Viime viikolla ei ollut pelkästään Emmasta, joka menetti oman oikeustapauksemme. Kaikki menetimme irlantilaisena EU-kansalaisena. Emmalla on oikeus rakastaa ja tukea miesten, heillä on oikeus puolustaa Irlannin kansalaisuutta. Britannian täytyy ajantasaistaa vuoden 1921 kansalaisuuslainsäädäntö, että se täyttää pitkän perjantain sopimuksen velvoista. Muusta tapauksesta Britannian kansalaiset voisivat menettää Britannian kansalaisuutensa yhdistyneessä Irlannissa samalla tavalla kuin meidän irlantilaiset kansalaisemme menettävät Irlannin kansalaisuutensa ja me emme halua, että tällaista tulee tapahtumaan. Mrs. Vosenberg, Edustaja Vosenberg, Brionidi, olkaa hyvä. Kiitoksia. 2015 Kreikka kantoi tässä suurimman taakan maahanmuuttokriisistä. 2016 sitten ryhdyttiin ensimmäisiin toimenpiteisiin, mutta joitakin viikkoja sitten on entistä enemmän pakolaisia, joita tulee Egeanmeren saarelle. Tilanne on katastrofaalinen saarten kansalaiset ovat uhattuina, mutta eivät pakolaisetkaan voi elää ihmisarvoista elämää. Erdogan uhkailee, että eh, useammat eh, pakolaiset pääsevät Kreikkaan. Uuden hallituksen eh, toimet menevät tähän syytään. Hyvät kollegat, tämä ei ole mikään ratkaisu. Meidän pitää kaikkien yhdessä kantaa tämä ongelman. Ne maat, maat ovat velvoitettuja ottamaan tietyn määrän pakolaisia maahansa. Täytyy löytää ratkaisu maahanmuuttopolitiikan, joka tukeutuu solidaarisuuteen, mutta myöskin oikeudenmukaisuuteen. Mavrides. Edustaja Mavrides, olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Vuonna 2016, sen jälkeen kun niin sanottu valheellinen vallankaappaus toteutettiin Turkissa. Puhun tällä tavalla, koska jokainen päivä, kun Erdogan pysyy vallassa, aiheuttaa valtavat inhimilliset kustannukset. Meidän on päästävä eroon tästä pedosta. Tässä on tapahtunut valtavasti ja jälleen kurdeja vastaan on syyllistytty rikoksiin. Kyse ei ole nyt islamilaisesta valtiosta eikä uskottavuudesta, vaan kyse on siitä, että Erdoganin laajentumispolitiikka meillä on vastassamme. Ja siinä tapahtuu myös rikoksia ihmisyyttä vastaan. Me puhumme rikollisista teoista, puhdistuksista ja laittomista väestön siirroista saman tapaan kuin on käynyt 74 vuonna. Tämä rikos jatkuu ja meidän on jo saatettava rikolliset vastuusaan, vastuuseen. Edustaja Davis. President. Puhemies, minä olen kuullut Euroopan unionia kuvattavan Britanniassa valtakunnaksi, pahan tahtoiseksi voimaksi, joka ei ole hallittu. Olen ollut 15 vuotta tässä parlamentissa ja minä teen, että Euroopan unionissa on monia vikoja, mutta että se olisi tahtoinen valtakunta, ei kylläkään. Kumppanuus, se on kumppanuutta, joka mahdollistaa sen, että hallitus voi tarttua yhdessä asioihin, jos niin yksikään maa ei yksin voi tarttua. Se on demokratian vapauden edistäjä. Se on osoittanut sen, sen että että on parempi, että olemme yhdessä, kun su- su- pyrkivät oman tahtonsa meidän lävitse suhteellisen maihin. Meillä on, ja Brexit-sopimus on nyt sovittu Euroopan, Euroopan neuvoston ja Boris Johnsonin myötä, että minun äänestäni eivät halua tuota sopimusta, he eivät halua minkäänlaista sopimusta. He haluavat pysyä Euroopan kansalaisena ja haluavat, että Britannia on johtava maa Euroopassa, ei Euroopan jättävä maa. Meidän tulee tehdä kaikkemme estääksemme Brexit. Mutta hävisimme tai voitimme, joka tapauksessa me vetoamme kollegoihimme täällä, että he rakentavat unionin vo- voimalle ja elävät sen tavoitteiden hyväksi, jotta siitä tulee edelleenkin hyvän voima maailmassa. Mrs. Zdanoka. Edustaja Zdanoka, olkaa hyvä. Sorry. This morning in Riga. Tänä aamuna Riikassa lietuan suurlähetystön edussa me osoitimme mieltämme Algidos Spaletskisin puolesta, joka on yksi kaikkein tärkeimmistä aktivisteistamme, entinen parlamentin jäsen, joka on ollut jo vuoden ajan vankilassa. Häntä vainotaan hänen näkemystensä takia Liettuan tapahtumien takia vuodelta 1991. Euroopan unionin poliittiset vangit ja Spaletskis on tärkeä nimi siellä. Välimeren alueella aikaisemmat kollegani Rameva ja myöskin muut katalonalaiset ovat tällaisia poliittiset eh, vangit Euroopan unionissa. Eh, ja Euroopassahan eh, puhutaan ihmisoikeuksista. Pitäisi vapauttaa kaikki nämä vangit. Se olisi hyvä lähtökohta EUlle kunnioittaa poliittisia vapauksia. Mrs. Cecardi. Edustaja Cecardi, olkaa hyvä. In Italia. Italiassa mediassa on kuvattu Maltan syyskuun kokousta tärkeänä askeleena, jotta mm, turvapaikanhakijoita voidaan jakaa Euroopan jäsenvaltioiden kesken. Mitä silloin tapahtui? Äh, oli jonkinlainen lavastus, jonka mukaisesti jäsenvaltiot äh, esiintyivät siellä viimeisimmässä sisäministerikokouksessa. Minun näkökulmastani kyse ei ole siitä, että maahanmuuttajia jaettaisiin, vaan heitä kehotetaan tulemaan tänne. Heidän jakamisensa ilman minkäänlaista valvontaa tarkoittaisi sitä, että myös mahdollisia terroristeja jaetaan eri jäsenvaltioihin. Afrikassa on mm, yli miljardi asukasta. Miten voidaan ajatella, että kaikki ne, jotka haluaisivat Eurooppaan tulla jaettaisiin jäsenvaltioiden kesken. Euroopan pitää puolustaa rajojaan. Tämä, tähän meitä velvoittavat kristilliset juuremme ja meidän arvojärjestelmämme. Maltan huippukokouksessa olisi pitänyt pyrkiä auttamaan niitä, rai, niitä maita, joilla on vaikeampi rajatilanne ja tehdä sopimuksia, aivan niin kuin Euroopassa myös Matteo Salvini, sisäministeriö, on opettanut toimimaan. Polak. Edustaja Polak, olkaa hyvä. Vážený pán predseda, moja reč dnes nebude vyznievať prospech mojej... Kiitoksia puhemies. Minä eh, eh, en nyt tässä haluan kertoa, mitä Slovakiassa tapea. Korruptio eh, kukoistaa siellä. Siellä on ollut joitakin valtaisia tapauksia. Yksi, yhtä kutsutaan gorillaksi. Suuri yleisö on kuullut joitakin nauhoitteita jotka on voitu linkittää pääepäiltyyn, kun ajatellaan tätä toimittajan ja hänen puolisonsa murhaa. No, syyttäjät ja poliitikot ovat kuulleet näistä kyseistä todisteista, mutta mitään ei ole tapahtunut. No se, mitä nyt Slovakiassa tapahtuu, linkittyy hyvin tiivisti näihin rikoksiin. Meidän täytyy nyt tehdä parhaamme, jotta saamme puhtaan Slovakian. Edustaja Pisarro, olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Heinäkuussa 2017 ST-ryhmän painostuksen jälkeen parlamentti hyväksyi päätöslauselman, jotta saisimme komission toimintaohjelman HIVn ja AIDSin torjumiseksi. Aiempi toimintaohjelma oli päättynyt vuonna 2016 ja jatkoksi sitten saimme tähän pitkän hiljaisuuden. Se on kestänyt aina näihin hetkiin saakka. Olisi vakava virhe jättää tämä epidemia huomiotta. Yli 800 000 ihmistä äh, kärsii tästä infektiosta ja 120 000 ei tiedä kantavansa hiv virusta Uusia tapauksia diagnosoidaan joka vuosi ja määrät eivät pienene. Meidän on pidettävä äh, painetta ylle ja keskityttävä tähän toimintaan. Tarvitsemme asianmukaisen strategian EUlle. Jos luovuttaisimme, niin se olisi vakava virhe. Ja Euroopan parlamentin on palveltava kansalaisiaan, jotta me tuomme myös tulevaan komissioon ja saamme uuden toimintaohjelman. Mr. Stefanuta. Edustaja Stefanuta, olkaa hyvä. Domnule președinte, Liviu Pop. Kiitoksia. Viime, tässä Romaniassa tapettiin äh, metsävartija. Ja nyt sitten Jenomin Oldan El Bobok, Viktor Kiritsa, George Dogaru ovat kuolleet. E, Euroopan komissio esitti tänä vuonna kertomuksen tästä ja totesi, että Romania on edistynyt e, näiden laittomien metsänhakkuiden osalta. No kyllä, edistystäkin on tapahtunut, mutta oikeastaan tilanne näyttää erilaiselta. Tässä on havaittu, että on olemassa tietynlainen pyramidijärjestelmä valvonnassa ja että 33 prosenttia metsän kaadosta on oikeastaan laitonta. No mit, mitä komissio nyt ei tässä huomannut? Metsät Romaniassa ovat suojellut periaatteessa, mutta käytännössä kuitenkin niitä suojellaan ihmisten veren kautta. Ne, jotka eivät enää ole täällä, haluan kertoa heille, että he ovat nyt tässä ne, jotka ovat toimineet rahan ja elämän välissä. Hvala, hvala Kiitos, herra puhemies. Harvinaiset sairaudet ovat yksi terveydenhuoltojärjestelmien suurista ongelmista näinä päivinä. Siksi, että jäsenvaltioille ne tulevat kalliiksi ja merkitsevät suulta rahoituksellista äh, rasitetta pienille valtioille, kuten miksi Kroatialle. Meillä on melko pieni joukko potilaita, emmekä pysty rahoittamaan suuria äh, terveydenhuollon kustannuksia, mikä aiheuttaa suurta epätasapainoa näille potilaille. Mitä Euroopan unioni voisi tehdä? Sillä on vähän toimivaltaa terveydenhuollon alueella artiklan 168 perusteella sopimuksessa, mutta tämä ei voi olla suinkaan perustelu sille, että mitään ei tehdä. On tosiasia, että poliittinen ilmasto on muuttunut, että minun poliittinen ryhmäni, Euroopan kansanpuolue, on ottanut esille terveydenhuollon yhdeksi prioriteetiksi Euroopan unionissa. Ja tästä syystä meidän pitää todellakin investoida, jotta löydetään toimintasuunnitelma ja strategia Euroopan unionin tasolla niin, että osoitetaan, että Euroopan unioni ei ole pelkästään olemassa itseään varten, vaan että se pyrkii auttamaan kansalaisia. Mr. Hristov. Edustaja Hristov, olkaa hyvä. Merci, monsieur le président. Kiitos puhemies. Arvoisat kollegat, Bulgaria on ollut mukana yhteistyö- ja verifiointimekanismissa oikeus- ja sisäasiain alalla. Alun alkujaan kansalaiset asettivat toimensa korkealle, mutta mekanismi on osoittautunut tehottomaksi ja johtopäätökset pysyvät vain paperilla. Muutosta ei kuitenkaan käytännössä tapahdu. Omassa maassani järjestetään pian paikallisvaalit. Ja CVM-raportointi on jälleen lahja komissiolta hallitukselle. Tämä oikeastaan vie pohjaa pois koko mekanismin perusteilta ja EUlta Bulgarian kansalaisten silmissä. CVMn kohtalo on ikään kuin näyttäytyä hallituksen suurena menestyksenä, mutta tämä on väärin. Mrs. Brophy. Edustaja Brophy not in chamber. Hän ei ole salissa nyt. Edustaja Saturi. Not in chamber either. Hänkään ei ole salissa. Edustaja Cham- Zambelli. Hänkään ei ole paikalla. Czarnecki. Hän ei ole paikalla. Edustaja Roland. Ei ole salissa. Ja edustaja Bull. Hänkään ei ole salissa. Näin kuitenkin edustaja Soidrovan. Saatte viimeisen puheenvuoron tälle päivälle. Olkaa hyvä. <laughs> Kiitos puhemies, hyvät naiset ja herrat. Turkin armeijan hyökkäys Syyriaan on aivan oma aiheensa, mutta haluaisin kuitenkin sanoa, että nyt on 70 vuotta siitä, kun juhlistimme Washingtonin sopimusta, joka oikeastaan toimii lähtölaukauksena transatlanttisille suhteillemme. Tämä toi turvallisuutta, mutta nyt kuitenkin meidän pitäisi olla huolissamme sillä ennakoimattoman Trumpin hallinnon käytös on johtanut siihen, että kurdeja ei Syyriassa nyt enää suojella. Ja Euroopan unioni ei tästä saanut tietoa etukäteen. Uusi Yhdysvaltain hallitus ei ole kiinnostunut hyvästä hyvästä yhteistyöstä Euroopan kanssa. Tämä on lyhytnäköistä, sillä transatlanttiset suhteet ovat hyödylliset kummallekin kumppanille. Kiitos. Kiitos. Näin puhujalista on käsitelty loppuun. Tässä menettelyssä ilman puhujalistaa. Seuraava istuntomme on huomenna tiistaina 22. päivä lokakuuta 2019 alkaen kello 9 aamulla aina kello puoli kolmeen ja sitten vielä illalla. Pöytäkirjat Esityslista on julkaistu Euroopan parlamentin nettisivulla. Haluaisin kiittää kaikkia ja haluan kiittää myös komission jäsentä siitä, että hän on tänään paikalla. Kiitos. Istunto päättyy.